<coughs> Hyvää huomenta, arvon kollegat. Istunto alkaa. Ensimmäisenä käsittelemme edustajien teokaruus ja kampus mietintö, joka liittyy vuotuisen strategisen mietintöön kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista. Annan saman tien puheenvuoron toiselle esittelijälle Rova Teokarussille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Me haluamme, että Euroopan parlamentin ääni kuuluu kovaan ääneen. Monenkeskinen yhteistyö ihmiskunnan ja planeetan eteen on tärkeää. Meidän on ajateltava ilmastonmuutosta, solidaarisuutta ja rauhaa. Nämä eivät ole mitään itsestäänselviä asioita tänä päivänä. Siksi meidän täytyy nyt katsoa tätä vuotuista strategista kahta mietintöä kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista. Euroopan parlamentti laatii tämän mietinnön vuosittain. Tällä kertaa nämä aiheet ovat entistäkin ajankohtaisempia, koska komissio katsoo yhteenvetokertomusta, jossa katsotaan sitä, miten Euroopan – unioni on tukenut Agenda 2030. Kyse on siis monitasoisesta hallinnosta. Mukana on kansalaisyhteiskunta ja yksityinen ala myös. Näin pyritään tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jatkuva valvonta ja tilivelvollisuus on tärkeää. Valvontavälineemme auttavat meitä seuraamaan kehityksen kulkua. Tämä on tärkeää, koska tämä vaikuttaa kansainvälisen yhteisön toimiin kaikilla tasoilla. Mietintömme kautta pyrimme siihen, että todella saadaan kattava 2030 strategia, jotta pääsemme kestävän kehityksen tavoitteeseen ja voidaan huolehtia siitä, että nämä tavoitteet otetaan huomioon kaikessa politiikassa. Meidän on katsottava koulutusta, erikoistumista, sitä, että luodaan riittävät infrastruktuurit. Kyse on siis laajoista EU-politiikan toiminta-aloista, joiden on perustuttava kunnolliseen analyysiin siitä, miten kaukana olemme näistä tavoitteista tällä hetkellä. Näiden toimien on oltava kohdennettuja. Tarvitsemme indikaattoreita, jotka osoittavat taloudellista ja sosiaalista kohesiota, jotta todella voimme nähdä, saammeko eroa aikaiseksi kestävän kehityksen osalta. Siksi tarvitaan syvällinen analyysi epätasa-arvosta ja niistä puutteista, joita nykypolitiikassa on, jotta nähdään, missä on ongelmia. Se, mitä meidän tulee tietää, on, Mitkä ovat suunnitelmat? Miten päästään vuoden 2030 tavoitteisiin? Tarvitsemme riittävää tietoa päätösten pohjaksi, jotta voimme kohdentaa toimemme hyvin, jotta päästään näihin vuoden 2030 tavoitteisiin. Ja tietenkin myös tavoitteisiin vuodelle 2019 myös. Välineet ovat toki olemassa, mutta niiden on osoittauduttava tehokkaiksi, jotta voimme huolehtia siitä, että nämä toimet toteutuvat käytännössä. Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa kannustaakseen kolmansia maita noudattamaan meidän esimerkkiämme. Puheenvuoroni lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan unionin on todella kuljettava tässä etunenässä – osoitettava johtajuutta globaalisti. Meidän on pyrittävä kestävästi tavoitteisiin, jotta kestävä kehitys todella edistää kaikkien hyvinvointia ilman syrjintää. Ketään ei saa jättää jälkeen. Kiitos. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Gambus. Hänelläkin on neljä minuuttia esittelijänä. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta, señor vicepresident. Kiitoksia, puhemies. budjetti. Aluksi haluaisin kiittää yhteisesittelijää äh, Teo Harusta ja äh, varjoesittelijöitä äh, ympäristö- ja kehitysvaliokunnasta. He mahdollistivat sen, että pääsimme yhteisymmärrykseen tekstistä, aiheesta, joka on meille kaikille tärkeä, nimittäin kestävän kehityksen tavoitteet. Eilen täällä keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja tietenkin ilmasto on yksi niistä aiheista, jotka tulevat, joita käsitellään äh, seuraavassa YK on korkean tason huippukokouksessa. Äh, meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Äh, tästä kannamme vastuu. Meidän on kerrottava, mitä olemme tähän asti tehneet. Meidän on selitettävä, että COP21 on ensimmäinen kansainvälisesti menestyksekäs sopimus, Ilmaston neutraaliuden saavuttamiseksi. Meidän on se, että miten eh, yhteistyössä komission jäsenet Juncker ja Aries Kanjet, jotka kummatkin tulevat EPP eh, ryhmästä, minun poliittisesta perheestäni, ovat eh, saaneet aikaan yhteisymmärryksen. Me käsittelimme uusiutuvia energiamuotoja, uudenlaista sähköasetusta, energiaköyhyyttä. Komissio on juuri hyväksynyt uusia asetuksia, delegoituja säädöksiä, täytäntöönpanosäädöksiä ekosuunnittelusta. Me olemme laatineet direktiivin kertakäyttömuovista. Olemme siis luoneet pohjan eurooppalaiselle teolliselle vallankumoukselle tällä vuosisadalla. Emme me voi huijata ihmisiä, asioita ei voida muuttaa yhdessä yössä, ympäristöä ei voida muuttaa yhdessä yössä, ilmastonmuutosta ei torjuta sillä tavoin, että julkaistaan valokuvia Instagramissa, vaikka se olisikin mukavaa, jos olisi niin helppoa. Ei, meidän täytyy säännöllisesti äh, tarkastaa toimenpiteemme, tehdä tutkimusta ja kehitystä ja asettaa tavoitteemme aina korkeammalle. Jos meidän teollisuutemme ulkoistetaan, niin silloin emme pysty toimimaan kestävästi ympäristönkään suhteen. Siksi kestävä kehitys pitäisi nähdä mahdollisuutena. Meidän on oltava kunnianhimoisia, mutta kuitenkin pitää jalat maassa. Meidän on unionissa muutettava joitakin asioita, saatava aikaan oikeudenmukaiset palkat, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat tehdä työtä ihmisarvoisesti. Meidän on luotava edellytykset kestävälle kehitykselle, mutta ei tarvitse luoda uusia rakenteita. Jos jokaisen pääosastoon perustamme tarkistuspisteen, niin emme saa aikaa mitään muutosta. Me tarvitsemme muutosta ajattelutavoissa kaikilla aloilla meidän on uudelleen jaettava rikkaus, meidän on vahvistettava sosiaalista markkinataloutta, meidän on luotava työpaikkoja, jo jotka tuottavat verotuloja ja varmistettava, että teollisuutta ei karkoiteta vain perustavanlaatuisen muutoksen kautta voimme mennä uuteen vuosisataan. Maapallo ei tarvitse uusia mantereita, vaan uudenlaisia ihmisiä. Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Aron jäsenet, Komissio pitää erittäin hyvänä parlamentin vuotuista mietintöä, joka liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaiken kattava ja yksityiskohtainen mietintö kannustaa EUta toimimaan johtajan asemassa, kun pyritään varmistamaan se, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat meidän ohjenuoranamme jatkossa. Tämä tulee myöskin oikein aikaan tämä mietintö. Parlamentin vaalit ovat jo näköpiirissä. EUn strateginen agenda 2020-2023 ja seuraava poliittinen sykli ovat kohta alkamassa. EU on täysin sitoutunut pistämään täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Nyt täytyy päättää, kuinka kokonaisvaltaisia maailmanlaajuisia tavoitteita eristetään seuraavan poliittisen Seuraavan poliittisen syklin aikana ne saadaan toteutumaan. Komissio julkaisi pohdintapaperin Eurooppa 2030 edistääkseen keskustelua Olemme esittäneet kolme alustavaa skenaariota keskustelun pohjaksi ja sen osalta, kuinka parhaita voitaisiin päästä tavoitteisiin ja miten tehtävät jaettaisiin EUn tason ja jäsenvaltioiden välillä. Haluaisin todeta, että nämä kolme skenaariota kaikki perustuvat yhteiselle ajatukselle siitä, että meidän täytyy vahvistaa sitoumusta mikäli EU-ssa, mikäli haluamme päästä tavoitteisiin 2030 vuonna ja sen jälkeenkin. Neljäs teollinen vallankumous on meneillään. Kysymys kuuluu, olemmeko muutoksen uhreja vai olemmeko ohjaamassa muutosta. Ensin täytyy tehdä diagnoosi tilanteesta ja tarkastella tosiasioita. Tosiasiat eivät saa meitä johtaa pelon ja epätoivon valtaan, vaan pikemminkin niiden täytyy lisätä meidän päättäväisyyttämme. Poliittinen haaste Euroopassa ja kehittyneissä osissa ma- maailmaa on se, miten voidaan parantaa hyvinvointiamme ja vaurauttamme ilman, että tuhotaan luonnollista ympäristöä ja ilman, että käytämme, laitamme varoja liikaa. Meillä on vain yksi planeetta. Meidän täytyy toimia hyvin nopeasti lineaarisesta kiertotalouteen Elintarvikkeiden tuotanto täytyy saada kestävälle pohjalle, energian täytyy olla vihreää ja myöskin asuinympäristömme. Jotta tähän päästään, meidän täytyy käyttää kaikki politiikan osa-alat ja välineet hyväksi, että päästään kestävän kehityksen tavoitteeseen mukaan luottuna koulutus, tiede, tutkimus, innovaatio, digitalisaatio, ja myöskin rahoitus, verotus, innoittelu ja vastuuntuntoinen yrityselämän malli. Myöskin kauppapolitiikan täytyy olla kuvassa mukana tietystikin. Siirtymän täytyy olla sosiaalisesti oikeudenmukainen, ketä ei saa jättää sivuun. Kestävyyttä ei toteudu ilman sosiaalista yhteiskunnallista kestävyyttä. Kaikkien toimijamme täytyy täysin kunnioittaa oikeusvaltiota, perusoikeuksia, demokratiaa peru- niin, että kaikki otetaan mukaan, ketä ei jätetä sivuun. Ja olisin optimistinen tässä suhteessa. Euroopan paras paikka maailmassa, kun otan viedä maailmaa kohti kestävyyttä, sarakantavan siirtymä. Meillä on osaamista, meillä on aivoja, älyä, ihmisiä. Me, meidän Tämä kaikki on syvän juurtunut Euroopan hankkeeseemme. Tulevina kuukausina täytyy päättää siitä, mitä tehdään erityisesti eu tasolla seuraavan poliittisen syklin aikana. Parlamentin mietintö selkeästikin pitää parhaimpana ensimmäistä komission pohdintapaperissa. Siellä on kokonaisvaltainen strategia, joka ohjaisi kaikkia toimia EU-ssa ja jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioidenkin täytyy tehdä päätös. Haluatko ne auttaa komissiota viemään Eurooppaa kohti kokonaisvaltaista kestävän kehityksen strategiaa jota Eurooppa-neuvosto on peräänkuuluttanut. Se oli aiemmin tällä viikolla yleisten asioiden epävirallisessa kokouksessa. Että se tapa, jolla jäsenämme komission ja työmme, on ratkaisevaa. Kestävän kehityksen tavoitteet voisivat olla kunnollisena kehyksenä sille, miten me toimimme ja miten varmistamme sen, että otamme oikeita askelta kohti kestävää tulevaisuutta Euroopassa. Korkean tason Alusta, alustat BirdLifeista aina Business Europe-järjestöön. Sielläkin puolella on pohdittu tulevaisuutta. Varmistetaan nyt vain se, että tästä ei tule vasemmiston oikeuston kiistakapulaa. Tämä on niin tärkeä aihe, että koko poliittisen kentän parlamentissa täytyy tämän takana. Siksi minusta tuntuu, että parlamentti on aina ollut mukana tukemassa kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä on oikea tapa toimia. Näin uskon vahvasti. Sitten poliittisen ryhmän puheenvuorot ensimmäisenä edustaja Peterle, yksi minuutti kansanpuolueen nimissä. <clears throat> Kiitos oikein paljon. Arvoisa puhemies, minä haluaisin käyttää minuuttini sanakseni seuraavaa terveys. Kestävää kehitystä ei voi olla, jos ei kiinnitetä enemmän huomiota terveyteen. Molemmat yhteisesittelijät puhuivat siitä, että on katsottava asiaa kattavasti. Terveys ei ole yksi erityisala, vaan se liittyy moniin osiin kestävän kehityksen strategiamme. Terveystrendit ovat huolestuttavia tällä hetkellä. Siksi nämä kysymykset on otettava integroituun strategiaan mukaan niin, että terveys nähdään keskeisenä asiana. Emme voi johtaa kestävän kehityksen kehitystä, jos syöpä, diabetes ja muut sairaudet vaan lisääntyvät. Tilastotiedot ovat hyvin tiedossanne varmasti, joten toivoisin enemmän kunnianhimoa juuri terveydenalalle. Kiitos. sd ryhmän nimessä edustaja Schlein, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, meillä on suuri ristiriita tämän salin välillä, joissa meitä on niin vähän, ja Euroopan torien välillä, jonne huomenna menevät tuhannet eurooppalaiset osoittamaan mieltään, lakkoilemaan. Kiinnittämme huomiomme ilmastonmuutokseen ja epätasa-arvoa vastaan, jolla on todella haitallinen vaikutus kohesioon ja hyvinvointiin Euroopassa. He ovat ymmärtäneet, että että taistelu ympäristön tasa-arvosta on yhteinen sosiaalisen tasa-arvon kanssa. Ja tämä on Greta Thunbergin ja noiden nuorten pyyntö. On toteutettava kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 asti ja sitä varten tarvitaan rohkeutta, poliittista tahtoa ja riittävästi resursseja. Sitä ei riittävästi täällä näe. Tarvittaisiin uusi vihreä investointisopimus, joka mahdollistaisi tämän ekologisen siirtymän, joka on tarpeen taloudellemme teemme. Kyse ei ole pelkästään planeetan pelastamisesta, vaan myös työpaikkojen luomisesta, laadullisista eh, ja määrällisesti. Kun olimme New Yorkissa hyväksymässä eh, kestävän kehityksen agendaa, eh, pyysimme ja pyydämme tällä mietinnölläkin, että vihdoin olisi eurooppalainen strategia siitä, miten nämä kestävän kehityksen tavoitteet pannaan täytäntöön. Ja pitäisi olla jäsenvaltioiden välinen koordinointimenetelmä ja riittävää valvontaa tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Tällä pohdin hallinta-asiakirjalla komissio hukkasi mahdollisuuden tehdä askeleen eteenpäin eh, ja se esitteli pelkästään kolme skenaariota ihan kuin ne olisivat samanarvoisia. Jos todella haluaisimme pitää kiinni eh, lupauksista, ei ole enempää aikaa. Me tarvitsemme tämän strategian Eh, ja meidän on osoitettava johdonmukaisuutta eh, politiikassamme sekä sisä- että ulkopolitiikassamme lähtien monivuotista rahoituskehyksistä ja eh, talouden ohjausjaksosta. Meillä on valtava vastuu. Nuoret ovat näinä kuukausina osoittaneet mieltään ja meidän on kannettava tämä vastuu. Kiitoksia. ecr ryhmän nimessä edustaja Hodge, yksi minuutti. Kiitos puhemies Kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon pitää keskittyä siihen, että parannetaan yhteiskuntien ja kansalaisten elämää. Ei pitäisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että saadaan vain paljon voittoa tietyille henkilöille. Lisäksi pitäisi huolehtia siitä, että ketään ei jätetä yksin. Sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka, kaikkialla pitää ottaa huomioon kaikki, myös ympäristöpolitiikassa. Samalla huolehtien siitä, että talous on kunnossa. Meidän on huolehdittava ympäristön tilasta tasapainoisesti, vahvistettakoon demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja myöskin kehitysapua on kehitettävä erityisesti inhimillistä pääomaa, tuettava yrittäjyyttä, muistaen maatalouspolitiikka, ympäristöpolitiikka ja parempi terveyspolitiikka. Ja se, että jätepolitiikka toimii paremmin –

niiden saavuttaminen vaatii johdonmukaisuutta kaikkien politiikka alojen välillä esimerkiksi siirtymää ilmastoneutraaliuteen resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen ovat avainasemassa eun kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. komissio laahaa perässä kokonaisvaltaisen strategian tekemisessä. pohdinta asiakirja jossa strategiaa ehdotetaan onkin varsin tervetullut

arvoisa puhemies Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia äh, esittelijöille tästä strategista oma mietinnöstä, joka on äh, Euroopan parlamentin panos äh, syyskuun kestävän kehityksen huippukokouksen ja myöskin reaktio komission pohdinta-asiakirjaan. Parlamentti korostaa, että jäsenvaltioiden ja komission on tehtävä enemmän. Me tarvitsemme vihdoinkin kaiken kattavan, muuttavan EUn 2030 tai strategin, joka integroi kestävän kehityksen tavoitteet kaikkeen politiikkaan ja jossa on monitasoinen hallinto lähestymistapa ei ole eh, riittävästi, että käytämme olemassa olevia välineitä ja indikaattoreita. Tarvitsemme todellista paradigman vaihdosta, eh, selkeitä konkreettisia tavoitteita ja määräaikoja, myöskin eh, valvontaa ja johdonmukaisia indikaattoreita. Kaikki Euroopan infrastruktuuripäätökset, kaikkien menojen täytyy olla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja seuraavien monivuotisten rahoituspuitteiden pitäisi osoittaa toteuttaa tämä. EUlla on vielä pitkä tie kuljettavanaan. Seuraavaksi QE-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia edustaja Haasikamp. Puhemies, kiitos paljon. Meidän yhteiskuntamme, taloutemme ja meidän kulutus- ja tuotantomallejamme on muututtava merkittävästi, jotta voimme elää tällä planeetallamme. On hyvä, että on tehty maailmanlaajuisia suunnitelmia YK kestävän kehityksen tavoitteiden kautta, mutta sanat eivät riitä. Meidän täytyy todella toimia nyt. Muuta vaihtoa ei ole, ei ole mitään planeettaa B. Se, että ilmastopolitiikka on niin heikko, että tuhannet nuoret tuntevat, että heidän on jätettävä koulun penkki ja siirryttävä kaduille, on todella häpeällistä. Mutta se on tietenkin merkittävä teko nuorten kannalta komission jäsen puhui laajasta kaiken kattavasta suunnitelmasta, mutta se, että maatalous, kalastus ja kauppapolitiikka voi jatkaa vanhan malliin ja näin haitataan ilmastoa, biodiversiteettiä, ruokaturvaa ja miljoonien ihmisten ja miljardien eläinten hyvinvointia tekee tyhjäksi kaikki kauniit sanat, joita esitetään täällä parlamentissa. Tostoi sanoi jo kerran, että kaikki pohtivat maailman muuttamista, mutta lähes kukaan ei mieti sitä, miten itse voisi muuttua. Ja hän oli aivan oikeassa. Jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin päästäisiin, meidän pitää katsoa itseämme. Meidän on tuotettava vähemmän lihaa ja maitotaloustuotteita, mutta myös kulutettava vähemmän. Jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin päästä, EUn tuhoista politiikkaa on muutettava nyt. Ja myös tästä syystä olen sitä mieltä, että Euroopan maataloustuet pitäisi kokonaan lopettaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Styhor, puolitoista minuuttia minuuttia ENF-ryhmän nimissä. Goedemorgen, voorzitter, en dank u wel. Hyvää huomenta, puhemies, ja kiitos, että saan puheenvuoron. Puhumme kestävän kehityksen tavoitteista ja myöskin ympäristöpuolesta ja myöskin yhteiskunnan ja kulttuurin kestävyydestä voidaan puhua, koska nekin ovat suurten paineiden alla. Maahanmuutto, suuret ihmiset, suuret ihmiset katsovat esimerkiksi maista, ei ole meidän kulttuuriamme, eivätkä halua mukautua kulttuuriimme ja katsovat, että heidän oma kulttuurinsa on korkearvoisempi kuin meidän, ja he vastustavat meidän kulttuurimme. Tämä on ulkoinen uhka, mutta myöskin sisältä käsin tulee uhkia vasemmistopuolueet, jotka haluavat mahdollisimman pitkälti vesittää kulttuuriamme, yhteiskuntaamme. Identiteetti ja meidän juuremme, yhteiskuntamme, meidän yhteiskuntamme juuret ja kulttuuri halutaan myrkyttää ja sitten saattaa koko organismi kuolee sen vuoksi, että juuret ovat kuolleet. Kun puhutaan kestävyydestä, täytyy puhuta, puhua myöskin yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Vast, länsimaisen sivistyksen ja yhteiskunnan elin, elon jäänti, sen varmistaa myöskin kestävyyttä juutalaiskristillinen ja humanistinen perinne on kyseessä. Jotkut tunnustavat sen tosiasian ja haluavat pitää siitä kiinni. Edustaja sonic seuraavaksi yksi minuutti. Raport o wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Tämä mietintö on parlamentin panos ensimmäinen sen YK on, ää, äh, strategiamietintöön, joka liittyy äh, kestävän kehityksen äh, tavoitteiden saavuttamiseen. Ähm, paitsi sitten meillä on nämä ei-sitovat kansalliset arviot. Voimme saavuttaa vain tavoitteemme kattavalla EUn strategialla ja sillä, että otamme kestävän kehityksen tavoitteet huomioon ulko- ja sisäpolitiikassa ja hallintomekanismeissa, kuten komission pohdinta-asiakirjassa eh, esite, sanotaan skenaariossa yksi. Siksi on niin tärkeää, että eh, komissio analysoi eh, poliittisissa strategioissa ja täytäntöönpanossaan puutteet ja katsoo, missä kohdin emme vielä saavuta tavoitteitamme ja sitten on luotava valvonta puitteisto EUlle ja jäsenvaltioille. Mm, merci. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Dalli kaksi minuuttia. We are on the eve of an... Kiitos paljon. Pian on jälleen uusi ilmasto marssi omassa maassani. Myös nuoret lähtevät liikkeelle, mutta kyse ei ole ainoastaan nuorista, kyse ei ole ainoastaan tulevaisuudesta, kyse on meistä kaikista ja siitä, että on toimittava nyt. Nyt näyttää siltä, että lämpötila no se ainakin puolitoista astetta vuoteen 2030, jos ei drastisesti toimita. Ja tällainen lämpötilan muutos voi johtaa yli kolme metrin merenpinnan nousun. Miettikää, mitä se tarkoittaa rannikkoalueille tai saarialueille, kuten omalle maalleni. Tämä on se haaste, joka meillä on tänä päivänä edessämme. Ja me elämme aikoina, jolloin puhutaan teollisuus 4.0. Puhe on digitalisoinnista ja automaatiosta. Minä olisin kuitenkin eri mieltä nyt on puhuttava myös ekologisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Nyt on oikea hetki muuttaa selkeästi taloutta. Kestävyys kaikilla saroilla ei haittaa talouttamme, vaan talous saa näin mahdollisuuden voida hyvin ja kasvaa. Talouden kehitystä estää perinteinen toimintamalli, jossa kestävä kehitys ei ole prioriteetti. Muutos vaatii kunnianhimoa, kunnianhimoa toiveita siitä, että haluamme toimia paremmin, siirtyä seuraavalle tasolle kaikessa toiminnassamme, jotta voidaan huolehtia tulevaisuudesta sekä lastemme ja taloutemme eteen. Myönteisen muutoksen on lähdettävä liikkeelle maistamme, mutta lisää pontta on löydyttävä myös EUn tasolta. Terveys, hyvä koulutus, hyvälaatuiset työpaikat ja ruokaturva ovat keskeisiä kysymyksiä – Näistä puhutaan myös kestävän kehityksen tavoitteista. Siitä, että politiikan pitää ottaa huomioon sekä taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskunnalliset kysymykset. Nyt on uutta vauhtia tässä kehityksestä ja meidän pitää toimia nyt päättäväisesti, jotta yhteiskuntamme selviää tulevaisuudessa. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Herbrandi, olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä kauniista sanoista. Niin usein, kun hän puhuu täällä, niin kyse on kauniista sanoista. Mutta kauniilla sanoilla ei ole arvoa, jos ei niiden perään saada myös toimintaa. Siksi minulla on valitettavasti vähän tässä kysymyksiä kestävän kehityksen tavoitteesta. Pari esimerkkiä, 14 ja 15. Elämä maalla ja merissä. Biodiversiteetistä on kyse. Meillä on eurooppalainen biodiversiteettistrategia, joka oli olemassa jo pitkään ennen kuin oli kestävän kehityksen tavoitteita. Pidimme sitä niin tärkeää, että Euroopan komissio puhui siitä, että tämä on meidän luonnollista pääomaamme, meidän henkin vakuutuksemme – Monet ovat riippuvaisia luonnon ympäristöstämme. Tiedämme, että tavoitteisiin ei päästä edes meidän omassa biodiversiteettistrategiassamme. Vuonna 2015 saimme ympäristövirastolta ympäristön tilaraportin, jossa kaikki indikaattorit osoittivat punaista. Nyt on kuultu tutkimuksia siitä, että hyönteisiä katoaa valtavat määrät. Mitä nyt on tehty? Ei yhtään mitään. Ja täällä esimerkiksi parlamentissa piti todella puhua tiukasti sitä vastaan, että ympäristölainsäädäntöä vielä heikennetään. Eli yksinkertainen kysymys komissiolle. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta päästäisiin omiin biodiversiteettitavoitteisiin? Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia. Edustaja Hautala, yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Um, the commission's reflection paper shows that SDGs must guide... Kiitos. Komission pohdintapaperi toteaa, että hyvin nopeasti täytyy ryhtyä toimiin, jotta voidaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen strategian ja aikataulun vuoteen 2030 saakka. Nyt tarvitaan uuden tyyppistä politiikan tekoa, rajat ylittävää niin, ettei ajatella laatikoiden sisällä. Kaikkien poliitikoiden ja kaikkien toimielinten täytyy tavoittaa sama tavoite, että kestävän kehityksen tavoitteita. se tarvitsee myöskin vahvoja mekanismeja, jotka ottavat mukaan kaikki politiikan osa-alueita maataloudesta ja teollisuudesta, liikenteeseen ja työllisyyteen saakka ja kaikki tältä väliltä. Euroopan parlamentti mietinnössään osoittaa, että se haluaa päästä juuri tähän tavoitteeseen uuden tyyppisen politiikan tekoon Parlamentti tulee lähettämään valtuuskunnan korkean tason poliittisen foorumin kokoukseen. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on tänä vuonna paikalla silloin, kun EU itse raportoi omasta edistyksestään. Meidän täytyy tarkastella maailmanlaajuisia toimitusketjuja myöskin. Kiitos paljon varapuhemies Timmermansille, kun hän puhui vastuuntuntoista liike-elämän toiminnasta. Tämä on myöskin avainasemassa. Edustaja Hautala, te yritätte puheaikanne. Haluatteko vastata kysymykseen, jonka edustaja Stücher haluaa teille esittää? Kyllä, hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulla olisi kysymys edustaja Hautalalle. Mitä hän itse henkilökohtaisesti tekee ympäristön eteen? Eli mitä hän tekee, kun puhutaan sähköautojen edistämisestä ja niin edelleen, mutta – mitä hän itse tekee. Käykö kylmässä suihkussa, eikö käytä lentokoneita? Sulkiko, onko niin, että ei ole kotieläimiä, ettekö syö lihaa? Eli mitä itse uhraatte, joka todella haittaisi teitä? se teille uhraus. Edustaja Hautala, puhemies, tämä oli aivan loistava kysymys. Voin kertoa teille, hyvä nuori mies, että minä perustin vegetaarisen ravintolan vuonna 1974, kun olin itse kovin nuori. Olen noudattanut tätä samaa tietä koko elämäni ajan. Edustaja Sanchez Caldentei. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. En septiembre se celebrará la primera reunión. Kiitoksia, puhemies. Syyskuussa järjestetään ensimmäinen hallitusten ja valtion päämiesten huippukokous äh, Agenda 2030 edistysten tarkistamiseksi. Ja se on myös äh, äh, mahdollisuus korjata puutteet kestävien kehitysten tavoitteissa. Kaikilla aloilla on oltava poliittista johdonmukaisuutta, mutta tämä suuri aihe tässä on kauppapolitiikka. Me tarvitsemme sukupuolten valtavirtaistamista ja me tarvitsemme tarvitsemme eh, kestävää kehityspolitiikkaa kaikilla aloilla, maataloudessa, kalastuksessa ja kulutuspolitiikassa. Meidän on myös monivuotisen rahoituspuitteiden tavoitteet eh, sopeutettava kestävän kehityksen tavoitteisiin. Eh, vielä on paljon avoinna, eikä monia asioita ei ole saavutettu, vaikka miljardeja on kestävän kehityksen tavoitteihin investoitu. Meillä ei ole vielä vastauksia perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Kun halutaan torjuta nälkää, meidän on puhuttava myös elintarvikeriippuvuudesta. Meidän on toimittava mm, elintarvikekeinottelua vastaan. Meidän on, kun torjumme köyhyyttä, puhuttava myös äärimmäisen rikkaista ihmisistä meidän on käsiteltävä yksityistämistä. Meidän on ymmärrettävä, että luonnonvarat ovat rajalliset planeetallamme. Haluaisin sanoa niille, jotka painostavat, heidät olisi ensin otettava silmätikuksi. Edustaja Keli, yksi minuutti. Unionin perusarvot, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen ja demokratia, ihmisoikeudet ne ovat erittäin tärkeässä asemassa 2030-agenda, joka pyrkii varmistamaan paremman hyvinvoinnin kaikille, niitä kaikki, ketään jätetä syrjään. Tämä on erittäin tärkeä asia. Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja hallinnolliset äh, hallinnolliset taloushallinto, nämä kaikki täytyy saada kuntoon. Matala hiilitalous, joka ottaa kaikki mukaan, on tärkeässä asemassa. Pidän mietintöä hyvänä. Siinä vaaditaan sitä, että komissio laatii kunnianhimoisen strategian, jolla pistetään täytäntöön 2030-agendaa. On erittäin tärkeää myöskin täsmentää sitä, kuinka tärkeässä asemassa on kestävä elintarvikkeiden tuotanto. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi sitoutua siihen, että 0,7 prosenttia BKT annetaan kehitysapuun Irlanti aikoo tehdä näin. Näin se on hiljattain ilmoittanut. Se olisi tulimme puhelista. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä edustaja Krapini. doamnă președintă domnule Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Tämän päivän analyysini osoittaa, että kestävän kehityksen eh, tavoitteet näiden on oltava Euroopan unionin päätavoitteita. Meidän on analysoitava asia tarkkaan. Se politiikka, jota olemme harjoittaneet, olemmeko saavuttaneet tavoitteita, jotka vastaavat kansalaisten vaatimuksia kohesiosta. Meidän on katsottava, onko, ähm, ovatko määrärahat ja työ, jota me äh, ja äh, kansalliset parlamentit ja hallitukset ovat tehneet, äh, onko se vähentänyt köyhyyttä, onko se parantanut hyvinvointia, ketään ei saa jättää jälkeen. Siksi meidän on hyvä, ymmärrettävä, että meidän on analysoitava ja sitten myös korjattava politiikka. Ja meidän on, hyvä komissaari, otettava huomioon politiikassamme tilanteesta paikan päälle köyhemmät alueet, syrjäisemmät alueet ja subsidiariteetti ja suhteellisuus on otettava huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Me pidämme hyvänä tätä mietintöä vuotuisen strategisen kehityksen tavoitteiden täytännönpanosta ja tuloksista. Hyvä, että meillä on vuosittainen mietintö, koska näin voimme seurata edistystä ja huolehtia siitä, että tavoitteisiin päästään, että olemme oikeassa tahdissa. Demokratia, solidaarisuus ja ihmisoikeuksien puolustaminen ovat tärkeitä asioita. Kestävän kehityksen on voitava olla myös mahdollisuus luoda työpaikkoja ihmisille. Näiden asioiden on kuljettava käsi kädessä. Tämän tyyppistä kehitystä me haluamme, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää resurssejamme kansalaistemme etujen mukaisesti myös kehitysmaailmassa, jotta päästään eroon köyhyydestä ja huolehditaan tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta tässä maailmassa. Nämä ovat hienoja tavoitteita, jotka ovat eduksi meille ja kehitysmaailmalle. Kiitos. Edustaja Caputo. Puhemies, kestävyys ja siirtyminen talouteen, joka on ilmastoneutraalia, kiertotaloutta ja osallistava, on erittäin tärkeää, että voidaan varmistaa kasvu ja kilpailukyky Euroopan unionissa pitkällä aikavälillä. Agenda 2030 sisältää mahdollisuudet siihen. Siinä on universaalia, globaaleja, kunnianhimoisia tavoitteita. Kuitenkin komissio ei ole vieläkään määritellyt globaalia strategiaa Agenda 2030 ohjelman täytäntöön panemiseksi. Mm, ja meillä pitäisi olla selkeät määräajat vuoteen 2030 mennessä. Sitä paitsi kestävä kehitys ei ole yleisesti mukana suuntaviivoissa 2017. Me tarvitsemme yleistä strategiaa, joka kattaa kaikki toimialat ja monitasoisen hallinnon. Nykyiset välineet eivät riitä, tarvitaan paradigman muutosta mm, ja tarvitaan tehokasta valvontajärjestelmää. Kun otetaan käyttöön tulevat rahoituspuitteet, kestävän kehityksen pitää olla paremmin integroituna. Tuleva tie ei ole helppo, mutta meidän on se kuljettava uusien sukupolvien takia. Kiitoksia. Tämä meiltä oli kovin lyhy- lyhyt. Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Timmermans, teille tuli melkoisen paljon kysymyksiä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Vastaaksi joihinkin huomioihin, meillä on tässä loistava tilaisuus tehdä juuri niin kuin herra Caputo peräänkuulutti. Me voimme todellakin saada aikaan asenteiden muutoksen. Silloin kun puhuin yleisten asioiden neuvostossa ministerin kanssa aiemmin tällä viikolla, havaitsin, että myös jäsenvaltiossa ollaan liikahtamassa tähän suuntaan. Euroopan vaalien jälkeen parlamentti ja uusi komissio saivat tilaisuuden luoda kehyksen toimille seuraavaa viittä vuotta varten niitä strategisia kehitystavoitteita pyritään edistämään. Tässä on hyvin paljon tilaisuuksia avautumassa myös jäsenvaltiossa tämän suhteen. Ne, jotka yleisesti ottaen kiistävät ilmastonmuutoksen, jotkut ihmiset kiistävät tieteellisen näytön pohjalta tai huolimatta siitä, että tieteellinen näyttö puhuu ilmastonmuutoksesta. Heidän pitäisi ymmärtää, että tällainen pelottelutaktiikka ei voi toteutua. Mikä olemme johdonmukaisia, mikä toimimme nopeasti ja varmistamme ihmisten korkean tason hyvinvoinnin niin, että ei käytetä koko planeetan resursseja, niin kuin myös kaksi muuta planeettaa vielä odottamassa, niin meillä on tapa mahdollisuus hoitaa asia kuntoon. Mitä pitempään odotamme, sitä vaikeampi tehtävästä tulee. Uskon, että ainoa tapa, jolla voimme saada yhteiskuntamme omaksumaan tämän idean on se, että sosiaalinen kestävyys pistetään kaiken keskiöön. On tästä samaa mieltä Mariasin kanssa, kun hän sanoo, että meidän täytyy varmistaa se, että ihmiset täytyy saada vakuuttuneiksi siitä, että heille on tässä kaikessa kestävä tulevaisuus, kunnollinen työpaikka, kunnollinen palkka, kunnollinen sosiaalinen suoja. Mikäli heillä on sellainen tunne, että he tässä joutuvat äh, asumaan luolan ja syömään ruohoa, niin eivät ihmiset silloin anna poliittista tukeaan toimille. Meidän täytyy kaikki tämä asettaa keskiön sosiaalinen kestävyys. Brandt totesi, että hyvä herra, mikä te uskotte, että se mitä komissio tekee johtuu siitä, että te olette sitkeä asiassa, niin hy- hyvä on, minä voin myöntää tämän, että näin on. Mutta Ska Keller hiljattain sanoi, että parempi sääntely johtanut siihen, että standardit ovat heikentyneet. Parempi sääntely on antanut meille pikemminkin mahdollisuuden – saamaan eurooppalaisen näkökulman luontodirektiivin. Luontodirektiiviä ei olisi ollut, mikäli ei olisi saatu kunnollista kuulemista aikaan. Suuri osa eurooppalaisista haluaa luontodirektiivin. Siksi tuosta direktiivistä on ollut hyötyä. Se on auttanut meitä toimimaan hyvin nopeasti myöskin muovistrategian suhteen. Herra Brandi tietää tämän asian vallan hyvin. Se on auttanut meitä toimimaan äärimmäisen nopeasti kiertotalouden suhteen Jyri Katalan tehnyt työtä sen puolesta ja se on erittäin hyvä asia kollektiivisen tulevaisuutemme kannalta. Kaikki ne pelot, joita aluksi oli, sen osalta tämä johtaisi matalaan, matala, matalin standardeihin ja matalaan kunnianhimon tasoon, niin ei näin ole käynyt. Komissio on todellakin erilaisissa asioissa. Ja vielä yksi huomio kulttuurisesta kestävyydestä. Eikö ole ironista, että poliittiset liikkeet, jotka tekevät kaikkeensa leikatakseen kulttuuritukiaisia ja sanovat, sanovat että kulttuuri on elittiä varten, niin juuri nämä samat poliittiset liikkeet varmistavat, haluavat, että me pidämme yllä kulttuuria ja suojelemme sitä. Kulttuuri ei ole yksin oikeus. Kulttuuri ei ole mikään väline tai ase, jolla suljetaan muut pois. Kulttuurin asiassa olemme ylpeitä ja meidän tulee myöskin uteliaita muiden suhteen. Uteliaisuus on eristyksen tai ilman kriittistä ajattelua ja uteliaisuutta emme pääse eteenpäin. Ne, jotka haluavat tehdä kulttuurista välineen, jolla pelotellaan muiden kulttuurien osalta ja tapetaan luovuutta, niin tämä ei kyllä auta meitä yhtään mihinkään. Kiitoksia. Lopuksi saavat puheenvuoroja vielä esittelijät. Edustaja Teokarous ensimmäisenä. Karisto, proedere. Kiitos paljon, puhemies. Minä haluaisin kiittää komission ja sen Timmermansia aloitteesta ja vastauksesta tähän keskusteluun. Kiittäisin yhteisesittelijä kampusia ja varjoesittelijöitä. Olisin edustaja Petelen kanssa samaa mieltä. Hän puhui siitä, että terveys on ratkaisevan tärkeä ala. Terveys on asia, jota ei voida edistää, jos ei ole infrastruktuuria, lääkäreitä, koulutusta ja niin edelleen. Näin päästään kohti, kohti kestävyyttä. Ja kuten monet kollegat ovat sanoneet, tämä on keskeistä meidän työssämme. Meidän on panostettava kestävän kehityksen tavoitteisiin, pidettävä näistä tavoitteista kiinni. Muistettava tämä tavoite jatkuvasti. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Monsieur Gambus, vous allez conclure. Edustaja Kampus, Kampus, te saatte vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Presidenta, senor... Kiitoksia, puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja. Minä kiitän vielä kerran tämän aamun puheenvuorosta. Tänään iltapäivällä äänestetään ja toivon, että että se antaa meille uutta pontta tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Me haluamme ilmastoneutraalin Euroopan ja me haluamme, että muut toimijat tukevat meitä, muuten eh, emme tule saamaan konkreettisia tuloksia. Tulokset löytyvät Agenda 2030 tai tavoitteet, mutta emme tule tavoitteita saavuttamaan nopeammin, koska olemme nopeimpia, vaan koska äh, sitkeästi jatkamme tällä tiellä. Äh, kuten komissaari Arias Kaniete sanoi ja kuten te tänään sanoitte, herra Timmermans. Tärkeät toimijat ovat uusi parlamentti ja uusi komissio. Ne ovat vastuussa monivuotista rahoituspuitteista, tärkeistä direktiiveistä, kuten vesipuitedirektiivistä, joka liittyy äh, kestävän kehityksen tavoite kuuteen. Mutta äh, ei ole kyse pelkästään parlamentin ja komission äh, tehtävästä. Me tarvitsemme toimijoita eri tasoilta, paikalliset, alueelliset, valtiolliset tasot, Euroopan taso. Tarvitsemme myös yhteyttä yhteiseen ulkopolitiikkaan. Meidän on ylläpidettävä unioni monimuotoisuudessaan, meidän on kuultava kaikkia, myös vähäisimpiä, pienimpiä ääniä, joita ei yleensä kuulla Kestävän kehityksen tavoitteet ovat avain sillä tiellä, jota haluamme kulkea, ja meidän on katsottava, mitä olemme jo saavuttaneet Euroopassa. Kyse ei ole oikeistosta tai vasemmistosta, vaan kyse on siitä, onko eurooppalainen ja haluaako johtavan aseman, ja siitä me olemme vastuussa. Um, Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja Äänestys toimitetaan aivan pikapuoliin. Seuraavaksi esityslistalla on edustaja Fielneri mietintö, joka liittyy yleiseen tullietuisuusjärjestelmään. Annan saman tien puheenvuoron edustaja Fielnerille. Teillä on neljä minuuttia esittelyn ominaisuudessa. Free trade is... Kiitos paljon puhemies. Vapaa kauppa on hyvä tapa saada maita köyhyydestä. Historia osoittaa tämän ihan selvästi. Katsotaan vaikka Alankomaita, jotka kehittivät kauppaa varhaisessa vaiheessa samoin kuin oma maani 1870-luvulla. Sai sata vuotta hyvää kasvua. Koereja ja tällä hetkellä Kiina – näiden maiden kehitys ei olisi tapahtunut ilman integroitumista maailman talouteen. Siitä GSP-järjestelmässä on kyse. Yleinen tullietuusjärjestelmä on mielestäni ihan hienoin osa eurooppalaista kauppapolitiikkaa, koska se yrittää linkittää köyhiä maita maailmankauppaan ja saada nämä maat pois köyhyydestä. Monissa maissa on GSP-ohjelmia tällä hetkellä. Meidän Euroopan unionissa pitäisi olla erityisen ylpeitä omasta ohjelmastamme, joka on hyvin avokätinen ehtojensa osalta. Ja se antaa merkittäviä tullietuuksia edunsaajamaille. Lisäksi se on erityisen avokätinen maailman köyhimmille maille. Kiintiövapaa, tullivapaa pääsy EUn alueelle, kaikille paitsi aseille paras osa GSPstä on kuitenkin GSP+, näin sanoisin, GSP+, joka antaa lisäetuuksia niille maille, jotka ponnistelevat vähän enemmän, pyrkivät toimimaan vielä paremmin täytäntöönpanemalla, ratifioimalla 27 eri kansainvälistä sopimusta, hallintokysymykset, työntekijöiden oikeudet, ympäristösopimukset – näin voidaan huolehtia siitä, että nämä maat kasvavat ja kehittyvät sellaisella tapaa, että edistys on kestävää ja hyödyntää kaikkia kansalaisia. Hyvä hallintotapaa näin kunnioitetaan. Nyt päästään tämän ohjelman puoliväliin ja nyt näemme, mitä asioita pitäisi parantaa ja se heijastuu tähän mietintöön. Ensinnäkin Edusajamaiden tulisi olla helpompaa saada panosta muista maista. Ja siksi alkuperämaa sääntöjä pitäisi muuttaa, jotta päästään eroon tästä spagettimallista. Tässä ohjelmassa halutaan helpottaa pääsyä globaaleihin arvoketjuihin, eikä vaikeuttaa, niin kuin tällä hetkellä joskus on. Toiseksi meidän tulisi jatkuvasti parantaa valvontaa paikan päällä. Kaikki voivat auttaa tässä – kansalaisyhteiskunta, ILO, YK-tahot ja komissio meidän puoleltamme. Meidän pitäisi saada myös palveluita GSP, jotta maat voisivat monimuotoistaa tarjontaansa myös tälle saralle. Tässä on ennakkotapaus. LEC-palvelupoikkeussäännön kautta. Meidän tulisi tukea yhä enempää kehitystä haluaisin sanoa, että jotkut äänet haluavat liikaa vaatimuksia, jotka kohdistuvat edunsaajamaihin. Jos vaaditaan liikaa vaikka ympäristön suojelun tai työoikeuden osalta, niin silloin saattaa syntyä vielä heikompi tilanne. Nämä maat eivät ole Norja. Jos nämä maat olisivat kuin Norja, tätä apua ei tarvittaisi. On parempi olla vähemmän köyhä ja sorrettu. Ja toinen on protektionismi, se, että pelkäämme tuontia köyhistä maista. Ja pahoittelen komission päätöstä Kambodjan ja Myanmarin riisin osalta. Tässä mietinnössä ei heijastella näitä pelkoja. Todella toivon, että seuraava parlamentti hoitaa eteenpäin GSP-ohjelma, eikä kuule niitä ääniä, jotka haluavat estää tätä kehitystä. Kiitos. Monsieur Mimitsa. Herra Mimitsa, seuraavaksi komission nimessä, olkaa hyvä. Honorable members, let me first thank the European... Arvoisat jäsenet, haluaisin eh, kiittää parlamenttia, intavaliokuntaa, esittelijä Christopher Fielneriä ja kaikkia varjoesittelijöitä siitä huomiosta ja ajasta, jotka olette käyttäneet tähän mietintöön GSP-asetuksen täytäntöönpanosta. Tämä on tärkeä mietintö, kun arvioimme nykyisen GSP-asetuksen vaikutusta ja tehokkuutta ja sitä, miten voisimme parantaa tulevaa GSP-järjestelyä. EUlla on ollut yleisiä tullietuusjärjestelmiä vuodesta 1971 alkaen. Päätavoite, kuten VTOn lausekkeessa sanotaan, on aina ollut heikompien kehitysmaiden auttamisessa, köyhyyden vähentämisessä ja siinä, että ne pystyvät integroitumaan maailmantalouteen. Euroopan unionin Ähm, GSP-järjestelmä on kokenut monenlaisia muutoksia vuosikymmenten aikana. Suuri uudistus tehtiin vuonna 2012, sillä oli kolme päätavoitetta. Ensimmäinen oli köyhyyden vähentäminen lisäämällä vientiä maista, jotka eniten sitä tarvitsivat. Tällä tavoin vähennettiin huomattavasti edunsaajia ja keskitettiin etuudet kaikkein heikompiin maihin. Sitten kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan edistäminen, GSP eh, Plus ja GSP Plusin valvonta eh, taan liittyi eh, perusyleissopimusten noudattaminen, työoikeuden noudattaminen, ympäristösään lainsäädännön noudantaminen ja sitten parempi EUn taloudellisten etujen suoja turvamekanismi uudistettiin niin, että tämä olisi paremmin EUn teollisuuden käytettävissä. Nyt GSP-asetus on ollut voimassa viisi vuotta ja olen iloinen, että parlamentti ja komissio ovat samaa mieltä siinä, että GSP asetus menestyksekkäästi saavuttaa tavoitteensa. Viennit heikommista talouksista ovat lisääntyneet huomattavasti. Tämä voi johtaa köyhyyden vähenemiseen. GSP ja erityisesti GSP plus edistää myös ihmisoikeuksia ja työoikeuksia edunsaajamaissa. Me olemme samaa mieltä teidän näkemyksestänne, että kauppapolitiikka äh, on oltava myös osa EUn äh, arvojen edistämisessä, kuten esimerkiksi ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate. Kauppapolitiikka ei kuitenkaan pysty tähän yksin tai erillään. Me yritämme saada aikaan johdonmukaisuutta kaikkien EUn ulkopolitiikkojen välillä. Esimerkiksi varmistamme, että GSP Plus vuoropuhelut ja ihmisoikeusvuoropuhelut edunsaaja maiden kanssa vahvistavat toisiaan ja tällä tavoin vahvistavat EUn vipuvaikutusta saada aikaan edistystä. Komission vuotuiset kertomukset GSP Plusan täytäntöönpanosta osoittavat, että edistystä on tapahtunut kaikissa maissa. Kuitenkin monia ongelmia vielä on ja me aiomme jatkossakin eh, pitää läheistä yhteyttä yllä edunsaajamaihin. Haluaisin käsitellä erästä asiaa, joka on meille erittäin tärkeä, nimittäin avoimuus kauppapolitiikassa kun GSP-asetusta pannaan täytäntöön, olemme eh, ponnistelleet, jotta voimme varmistaa avoimen ja osallistavan prosessin. Kuulemme kansalaisyhteiskuntaa Euroopan unionissa ja edunsaajamaissa hyvin säännöllisesti ja olemme aina avoimia eh, heidän tuomilleen ehdotuksille. Me emme aina ole samaa mieltä niiden kanssa siitä, millaisiin toimiin olisi ryhdyttävä missäkin vaiheessa, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö kuuntelisi kansalaisyhteiskuntaa. Haluan olla tässä hyvin selväsanainen. Komissio ei arkaille kantaa vastuutaan, kun on kyse aivan selvistä ja vakavista perusoikeuksien rikkomuksista. Meidän suhteemme Kambodžaan ja Myanmariin osoittavan tämän selvästi. Tässä mielessä olen samaa mieltä teidän kanssanne, että tulietuuksien poistaminen pitää olla aivan viime käden toimenpide puhemies, hyvät jäsenet, meidän täytyy nyt ryhtyä työstämään uutta GSP-järjestelmää, joka astuu voimaan kun nykyinen päättyy 31.12.2023. Nykyinen GSP-asetus toimii varsin hyvin ja sen pitäisi olla lähtökohtana. Teidän mietintönne ja päätöslausuman sisältävät useita ehdotuksia, joita tulemme tarkastelemaan huolella. Seuraava askel on se, että käynnistetään vaikutusten arviointi, joka sitten johtaa työtämme uuden GSP-asetuksen parissa. Tähän kuuluu laaja julkinen kuuleminen me tietenkin luotamme läheiseen yhteistyöhön teidän kanssanne tässä tärkeässä aiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. valikunnan nimissä puhuu edustaja Beni Fei. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioitus ei ole mikään itsestäänselvyys. Sitä on vahvistettava kaikin mahdollisin keinoin. Euroopan unioni on ihmisoikeuksien pääedistäjä maailmassa ja sen kauppapolitiikan on myös taattava ihmisoikeudet. GSP Plusan kautta EU mahdollistaa heikommille maille viennin Eurooppaan ilman tulleja. Samanaikaisesti vaaditaan, että noudatetaan 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, ympäristönormeja ja työlainsäädäntöä. Tämä on hyvä tapa parantaa ihmisoikeustilannetta edunsaajan maissa. Joissakin tapauksissa kuitenkin huolimatta vakavista rikkomuksista Euroopan unioni ei ole keskettänyt yleisiä tullietuksia. Siksi on intensivoitava konsultaatioprosessia ja valvontaa edunsaajamaissa ja selvästi määriteltävä, mitkä ovat ne rajat, jos jotka, jos ne ylitetään, johtavat siihen, että GSP-etuudet menetetään. Seuraavaksi ryhmien puheenvuoro, että Kansanpuolen nimissä Fisa Seksiellä yksi minuutti. La Kiitoksia puhemies. EUn kauppa, politiikka ja yleinen suositumusjärjestelmä ovat tapa vahvistaa kestävää kehitystä ihmisoikeuksia niissä maissa, joiden taloudet ovat kaikkein heikoimpia maailmassa kollegani edustaja Fillerin mietinnössä todetaan, että GSP-järjestelmä hyödyttää näitä maita. Näiden maiden vienti kasvaa suhteessa EU-hun kohdista vienti kasvaa. GSP plus järjestelmän on tärkeä rooli myöskin työoikeuden, ihmisoikeuksien hyvän hallinnon edistämisessä ja myöskin sen, kun on kyse ympäristöstandardeista. Avunsaajamaissa tilanne kohenee näiden suhteen. Ei pidä myöskään unohtaa, että jossakin tapauksissa viennin lisääntyminen on johtanut ikäviin vaikutuksiin, ympäristövaikutuksiin ja myöskin sosiaalista suojelua on joskus heikennetty. Kauppa suosituimmuuden täytyy kulkea kädessä sen kanssa, että todellakin pistetään täytäntöön työlainsäädäntöä ja yle, tätä koskevia yleissopimuksia ja sosiaalisen ja ympäristö, ympäristössä ympäristöstandardit täytyy parantaa pikemminkin heikentyä. Seuraavaksi edustaja Rodriguez Pinheiro, olkaa hyvä, SND-ryhmän nimessä. Kiitos paljon. Minä haluaisin onnitella esittelijää. Loista työstä. Hienoa. GSP-järjestelmä on tärkeä väline kauppapolitiikasta, Me Näin voimme edistää kestävää kehitystä vähemmän kehittyneissä maissa. Näin jätetään pois tullit ja näin voidaan suojella ympäristöä, työoikeuksia ja muita oikeuksia näissä maissa ja edistää hyvää hallintoa. Tämä johtaa hyvin työpaikkoihin ja helpottaa taistelua lapsityövoiman ja korruptiota vastaan. Ja näin voimme poistaa köyhyyttä. Mutta valitettavasti edistys ei ole niin hyvä kuin voisimme toivoa. Jossain maissa on otettu takapakkia. Siksi on tärkeää huolehtia uudistuksista tässä järjestelmässä. On hienoa kuulla, että suhtaudutte myönteisesti niin kantoihin, joita tässä mietinnössä on esitetty. Kunnollinen täytäntöpano ja valvonta – meidän on huolehdittava siitä, että näistä oikeuksista luopuminen on viimeinen keino, jos rikkomuksia tapahtuu. Me tarvitsemme avoimuutta. Me emme voi sallia sitä, että edistystä tapahtuu joissain maissa siksi, että ei noudateta kunnolla ympäristöstandardeja tai työstandardeja. Lisäksi uskon, että on hyvin tärkeää kannustaa yrityksiä pyrkimään kohti kestävää tuotantoa ja parantaa näin nykyjärjestelmää. Kiitos. Siirrymme suoraan Rova Shakkeen alde nimissä puolitoista minuuttia, koska edustaja Saradille ei ole paikalla. Kiitos puhemies komission jäsen kollegat. GSP-järjestelmä on hieno esimerkki siitä, kuinka taloudellista voimaa me voidaan käyttää hyväksi, kun pyrimme saamaan aikaan myönteisiä vaikutuksia kolmansissa maissa. Mietintö, joka tänään hyväksyimme, osoittaa, kuinka GSP-etuisuuskohtelun saajat ovat voineet lisätä huomattavasti vientiä EU:hun. Tällainen suostumuskohtelu on asia, jota ei pidä kuitenkaan pitää itsestään selvänä. Siihen täytyy laittaa selkeitä ehtoja, jotka liittyvät demokratian, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen. Kambodjan johtaja Hun Saa on toiminut yhä enemmän niin, että hän on sortanut kansalaisia. Siksi on puhuttu siitä, että Everything But Arms järjestelmässä pitäisi Kambodža ottaa pois. Tämä on erittäin tervetullutta. Kaikkien jäsenvaltioiden ja komission ja myöskin korkean edustajan pitäisi kaikissa toimissaan Kambodžan kanssa viitata tähän. Saman aikaan me voi odotella siksi, kunnes samantyyppinen menettely saadaan aikaan Myanmarin suhteen. Siellä systemaattisesti tapetaan ja tehdään ihmisoikeusloukkauksia, journalisteja pestään vankilaan. Ei tällainen maa ansaitsee kauppasuositumuskohtelua. Kuitenkin se tällä hetkellä sellainen on. Uskon, että erittäin tärkeää, että käytämme GSPtä hyvällä ja periaatteisella tavalla, ja täten maksimoidaan sen vaikutus maailmanlaajuisesti katsottuna. Vihreän nimestä edustaja Hautala, yksi minuutti. Mikro. Mikrofoni. Third time. Thank you, President. Um... Kiitos puhemies. GSP-välineellä on hyvät mahdollisuudet huolehtia siitä, että kestävä kehitys ja kauppa liittyvät yhteen, mutta GSP-järjestelmän teho on kyseenalaistettu. Se ei välttämättä paranna sosiaalisia oloja tai ympäristöoloja, eikä välttämättä edistä ihmisoikeuksien kunnioittamista. Minä uskon, että mustavalkoinen järjestelmä tuljetuksista koko maalle ei välttämättä ole hyvä. Myanmar ja Kambodja ovat tässä esimerkkeinä. Vaihtoehtoja pitää lisätä mielestäni. Sen sijaan, että kohdistetaan toimet koko maahan, pitäisi voida käyttää GSP-välineitä tietyillä aloilla ainoastaan. Lisäksi pitäisi kohdennetusti voida asettaa sanktioita niitä yrityksiä vastaan, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai muita velvoitteita. Joten meidän pitäisi voida luoda mustalista niistä yrityksistä tai viejistä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Minulla olisi komission jäsenelle kysymys. Olisitteko valmis luomaan Euroopan unionin yritysten uhreille mahdollisuus valittaa näistä toimista? Kiitos. Scholz, Kuoryhmän nimessä edustaja Scholz, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä kollega Fjellner. Kyse ei ole vapaakaupasta, on kyse reilusta ja eettisestä kaupasta. Ja teidän mietintönne kyllä laati liian myönteisen kuvan. Viisi vuotta, kun uudistettiin viime kertaa ASP-järjestelmää, niin poistettiin kaikki ne maat etuisuuslistalta, jotka Maailmanpankin mukaan ovat saavuttaneet keskitason tulon, vaikka me ja monet kansalaisjärjestöt kritisoivat sitä. ASP plussasta hyötyvät tällä hetkellä kahdeksan maata. Mm, tämä erityis, etuisuusjärjestelmämme lippulaiva tuo tulee vain vähän käytetyksi. Tällä tavoin maailma ei parannu komission osoitettava, että se ottaa tullietuudet pois myös mailta, jos ne rikkovat ihmisoikeuksia. Nyt on toimittava komissaari myös Kambodžan ja Myanmarin suhteen. On myös aloitettava menettely Filippiineen suhteen. Vuonna 2022 nykyinen APS-asitus raukeaa, eli uuden komission ja parlamentin on asetettava tämä asia aivan etusijalle työlistallaan.

käyttää kaupan esitysmaiden auttamiseksi, mutta meidän on varmistettava, ettei eh, tapahdu eh, niin kuin asiassa on tapahtunut. On mahdollista, että eh, maita käytetään suurina maatalousplantaaseina. On monipuolistettava taloutta, luodettava palveluja ja teollisuutta. Lisäksi meillä täytyy olla sosiaalisia lausekkeita, koska monikansalliset eurooppalaiset yritykset eivät saa siirtää tuotantoaan Euroopan ulkopuolelle ja siellä hyödyntää työntekijöitä, joille pitää maksaa muutaman euro päivässä. Meidän on huomioitava myös ympäristö- ja sosiaaliset oikeudet. Meidän on varmistettava, että turvalausekkeiden käyttö on saman aikaista. Riisin kohdalla kesti viisi vuotta. Tulevaisuudessa meidän on oltava paljon nopeampia, tai muuten eurooppalaisetkin maksavat seuraukset. Kiitoksia. Madame la Présidente, Rouva puhemies, arvon kollega, nyt on 40 vuotta annettu GSP-kohtelua kehitysmaille lomien kokouksista lähtien. Tarkoituksena edistää kehitystä kaikkein köyhimmissä maissa maailmassa. 40 vuotta myöhemmin kehitys Indikaattorit osoittavat, että tilanne on jumitunut paikalleen. Mais, kehitysmaissa edelleenkin tapahtuu hyvin paljon epäkohtia kohtelusta huolimatta. Bangladesh esimerkiksi. Voidaanko vakavasti otettuna sanoa, että tulipalot ja kaikki muuta epäkohdat, kemiallista näiden käyttö ja tilanne Bangladeshin pääkaupungissa ei siellä kuunnelta minkäänlaisia normeja. Yritysten johtajat ovat täysin häikelemättömiä. Ja eikö tätä tukea silloin voitaisi vetää pois? tuki on tehotonta, miehet ja naiset ja lapset, heidän oikeutensa täytyy varmistaa. Tämä on suorastaan absurdia kehitystä, mikäli kaikista suurimatta tuosumiskohtelu annetaan täysille maille. Earl Dartmouth seuraavana. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Uh, the, the... Kiitos puhemies. GSP-järjestelmä on yksi järjestelmä, jota EU tarjoaa kehitysmaille – on aivan järkevää kannustaa kehitysmaita integroitumaan maailmankauppaan. Itse asiassa itsekin olen ajanut kauppaa, ei apua tukea. Ja kaupasta tulevat edut yleensä kestävät paljon pidempään kuin kehitysavusta tulevat apu. Mutta, ja tässä on suuri mutta, EU käyttää näitä välineitä edistääkseen omaa poliittista agendaansa. Enkä ainoastaan minä sanon näin, EU itse, kauppakomissaari ja meppikollegat ovat hyvin selkeästi puhuneet tästä aiheesta, avoimesta. Jopa olet melko ylpeitä tästä. Kuten edustaja Saake ja hyvässä puheessa Sri Lanka esimerkkinä – ei ole koskaan ollut rikas maa. Se on kärsinyt pahasti vuoden 2004 tsunamista. Kuitenkin EU vähän sen jälkeen itse asiassa poisti GSP Plus-järjestelmän edut Sri Lankalta täysin poliittisin syin. Tämä oli todella häpeällistä minun mielestäni, eikä näin saa tapahtua enää uudestaan. Fin, pour une minute. Lopuksi vielä edustaja Lancini yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. GSP on tullihelpotus kehitysmaille apu, joka annetaan, jotta voisivat saavuttaa kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien standardit. On suuria puutteita ympäristön suojelussa, erityisesti tekstiilituotannossa – Eh, sitten Euroopan markkinoilla eh, tämä ala voi kärsiä eh, näistä tullietuuksista. Vaikka on turvalauseke, niin sen käyttöönotto kestää hyvin kauan. Muistutan Myanmarin ja Kambodžan tuodusta riisistä. Tämä menettelyn käyttöönotto kesti viisi vuotta. Se on hyvin monimutkainen ja hankala ovat ne järjestelyt, joiden avulla näitä etuuksia myönnetään tai poistetaan. Jos Eurooppa haluaa parantaa kumppaniensa tilannetta ja tukea kehitystä on saatava aika johdonmukaista. Ei voida vaatia aina tiukempia sääntöjä meidän yrityksemme ja palkita niitä, jotka eivät noudata mitään ympäristöstandardeja ja ihmisoikeuksia Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Edustaja Maria on aina, joka on pyytänyt puheenvuoroa. Menettelysemme puhujalista. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. GSP-järjestelmä, yleinen tuljetusjärjestelmä, on luotu, jotta voitaisiin auttaa kehitysmaita. Mutta monikansalliset yritykset tietenkin hyvin nopeasti pyrkivät hyödyntämään tätä. Nyt työpaikat vain ulkoistetaan eikä mitenkään huolehdita työntekijöiden terveydestä ja elämästä. Tämä on sosiaalista polkumyyntiä periaatteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita voidaan valmistaa halvalla ja sitten tuoda tullitta Euroopan unioniin. Tämä on todella epäreilua kilpailua ja ongelmallista muutenkin. Sen sijaan, että nyt autettaisiin ihmisiä, niin tässä haitataan kehitysmaiden kaikkein köyhimpiä. Ja lopuksi tässä vain hyödynnetään monikansallisia yrityksiä, haitataan eurooppalaisia yrityksiä. Tähän päättyy menettelymän puhelista komission jäsen Mimicha. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Kiitoksia kommenteista ja panoksesta, jonka annoitte tämän keskustelun aikana. Olemme edelleenkin sitoutuneita siihen, että kauppapolitiikka yhdessä muiden EUn toimien kanssa pyrkii siihen, että perus universaaleja arvoja kunnioitetaan tässä suhteessa. GSP-järjestelmä on tärkeä kauppapoliittinen väline. Sillä otetaan kehitysmaita auttamalla maita lisäämään vientiä Olemme pystyneet vaikuttamaan niin, että miljoonat ihmiset ovat päässeet pois köyhyydestä kehitysmaissa. Sillä edistää myöskin ihmisoikeuksien kestävää kehitystä. Komissio yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa jatkossakin läheisesti valvoo ja käy keskustelua kehitysmaiden kanssa tai avunisaamaiden kanssa. Ryhmä myöskin tarkastelemaan sitä, miten voitaisiin parantaa tilannetta, kun ajatellaan uutta GSP-sääntelyä Monet teidän selkeistä ehdotuksistanne ja pyynnöistänne tullaan ottamaan huomioon niin, että GSP-järjestelmä toimii jatkossakin hyvän aikaansaamiseksi. Jäämme ilolla odottelemaan yhteistyötä parlamentin kanssa tämän erittäin tärkeän asian suhteen EUn kauppapolitiikan saralla. Fjellner, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner, and thank you. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komissio, ja kiitos kollegat uh, hyvästä keskustelusta. Keskustelussa kaksi päätrendiä. Ensin on, uh, ovat ne, jotka sanovat, että emme näe sitä kehitystä, jonka haluaisimme saada aikaan. Pyytäisin heitä katsomaan tilastoja. Ne, jotka väittävät, että tilanne, väittävät, että tilanne junnaa palkallaan, niin uh, ne ei ole uh, Koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole ollut näin vähän ihmisiä absoluuttisessa köyhyydessä ei ole mitään kausaalista linkkiä apuun, vaan ainoa kausaalinen linkki on maailmantalouteen ja hallinnointiin. Nämä asiat ovat niitä, joihin puutumme tällä välineellä. Toinen asia, josta meillä on ollut pitkiä keskusteluja valiokunnassa, on se, mitä me teemme niiden kanssa, jotka eivät käyttäydy. Ja täällä on ihmisiä, jotka antavat sen vaikutelman, että me mitään tee, mutta se ei ole totta. Sri Lanka on yksi esimerkki, että etuudet menettää, jos ei käyttäydy. Ja se, mitä me teemme Myanmarin suhteen nyt, on myös osoitus siitä. Mutta meidän on muistettava yksi asia kun maat potkitaan ulos järjestelmästä, niin järjestelmä ei vaikuta enää. Me näemme, mitä historiankirjoissa tapahtuu, mutta emme koskaan näe, mitä ei tapahdu johtuen vuoropuhelusta, johtuen painostuksesta, johtuen tästä välineestä. Minä uskon, että olemme parantaneet elinoloja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista miljoonille maailmassa pysäyttämässä asioita, koska ihmiset haluavat jäädä tähän järjestelmään. Jos potkimme ulos liian aikaisin, niin silloin tämä mahdollisuus menetetään. Joten vaadin kollegoilta, pidetään kiinni valvonnasta, ollaan tiukkoja, mutta ei rangaista jo sorrettuja tekemällä heistä köyhempiä ja potkimalla heidät ulos ennen kuin käytämme kaikkia niitä välineitä, joita asetuksessa on pakottamaan hallituksia käyttäytymään paremmin. Kiitos kaikille puhujille. Keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi ryhmä keskustelemaan ihmisoikeuksien ja demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Aloitamme Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta. Rova Hautala on yksi tekstin laatioista. Te saatte nyt puheenvuoron. Rova Hautala, kuuletteko? laittakaa myöskin mikrofoni päälle. So, um, it's very important. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti nyt ottaa kantaa siihen, että ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Kazakstanista on huon, huonontunut. Kyse on maasta, joka on allekirjoittanut vahvistetun yhteistyösopimuksen unionin kanssa. Kumppanuusyhteistyösopimukset tämä luo laajan kehyksen poliittista vuoropuhelua varten – korkeantasopoliittista vuoropuhelua varten ihmisoikeus- ja perusoikeustilanne ja markkinatalousehdot ja ihmisoikeudet täytyy ottaa keskustelussa kaiken keskiöön. Tiedämme, että monet ihmiset ovat joutuneet poliittisesti motivoituneiden syytösten kohteeksi. Poliittisia vankeja on paljon, ihmisiä kirjoitetaan vankiloissa. Euroopan unionin täytyy reagoida siihen, että tilanne vain heikkenee. Lisäksi täytyy puuttua ammattiyhdysliikkeen aktivistien tilanteessa. Mainitsen nyt kaksi nimeä. Heidän mainitaan yhteisessä päätösasematekstissä. Nurbek Kutschesbayen, Alois Nesihov, heidät päästettiin ehdonlaiseen toukokuussa viime vuonna, mutta heillä ei ole oikeutta osallistua ammattiyhdysliikkeen tilan toimintaan. Tätä emme voi hyväksyä. Edustaja Demesmaaker myöskin yksi minuutti. Ja, we zijn tevreden dat... Niin, me olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota Kasakstanin ihmisoikeusrikkomuksiin. Todella vuonna 2015 Kasakstanin kanssa solmittiin tehostettu yhteistyösopimus ja siinä mukana keskeisinä asioina ovat oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuden kunnioittaminen. Kuitenkin Euroopan parlamentin jäsenenä kuulen jatkuvasti todisteita kasakstanilaisilta, joiden perusoikeuksia rikotaan – tämä ei ole aina nähtävää ulkomaailmassa. Uhkalla oikeudellinen häirintä, kidus, kidutus, pidätykset. Vapaata elämää rajoitetaan, jotta voidaan suojella presidentti Nazarbayevin hallintoa. Kiinnittäisin huomion poliittisiin vankeihin Max Pokajev, Iskander, Rimbetov, Mukhtar, Kishev – Heidät on vajennettu. Myös Euroopan parlamentti on tässä uhrina. Sellaiset aktivistit, jotka halusivat syyskuussa viime vuonna kertoa huolestaan AFET-valiokunnan jäsenille, eivät päässeet niitä esittämään Kasakstanin hallinnon takia. Todella nyt halutaan ajaa näitä yhteyksiä, mutta nyt ei kunnioiteta niitä perusoikeuksia, jotka ovat Euroopassa tärkeitä. Kiitos. Yrittäkää kunnioittaa puheaikaanne, hyvät ihmiset. Edustaja Scholz, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Yksi eh, keskeinen oppi eh, saatiin reaalisosialismin romahduksesta 30 vuotta sitten, että sosiaaliset ja poliittiset oikeudet liittyvät eh, läheisesti toisiinsa ja näiden vahvistamiseksi tarvitaan oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja vapautta. Tämä on totta kaikkialla, koska demokratia ja ihmisten osallistuminen yhteiskunnan kehitykseen, se on mahdollistettava kaikkialla. Siksi on ikävää, että viime vuosina ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien tilanne viime vuosina Kazakstanista on heikentynyt, erityisesti eh, niiden kohdalla, eh, erityisesti käytetään ehm, ääriliikkeitä poliittisten vastustajien vainoamiseksi ja mm, tämä viimeisimmät tapahtumat osoittavat, että kansalaiset haluavat demokraattisesti vaikuttaa yhteiskuntaansa ja siksi poliittisesti motivoitunut vaino on nopeasti lopetettava. Kiitoksia. Edustaja Klintz, yksi minuutti. Kollegen. Sydämestä kiitokset kollegat. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Kazakstanista tuli riippumaton maa. Tähän liittyi kansalaisille toivo, että maasta tulisi pian demokraattinen maa monen auktoritarisen vuoden jälkeen. Maa, jossa on vapaa mielipiteen oikeus, markkinatalous, oikeusvaltioperiaate, demokratia, jossa ihmiset kaikki voivat elää rauhassa ja tehdä työtä. Valitettavasti tämä toive ei toteutunut. EU on Kasakstanin suurin kauppakumppani ja kumppani kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa joulukuussa 2015 se eh, vielä kerran korosti, kuinka tärkeää EUn ja Kazakstanin yhteistyölle on se, että ihmisoikeuksia, demokraattisia perusperiaatteita ja oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan. Valitettavasti eh, yli kolme vuotta tämän sopimuksen jälkeen meidän on todettava, että mikään ei ole parantunut, päinvastoin eh, se on jopa huonontunut. Viattomia ihmisiä vangitaan, kidutetaan, vapaata mielipiteen mielenosoitusta ei ole ja poliittisia vastustajia vainotaan. Siksi on iloinen, että täällä parlamentissa rajat ylittävästi hyväksytään tämä päätöslauselma ja vedotaan hallitukseen, että se tekisi jotain. Edustaja Komes myöskin yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies. Ulkoasian valiokunta vieraili hiljattain Iranissa. Olin mukana matkalla ja totesin, että se vierailin pikemminkin tulkikorjaa. Avasin siellä, kuinka presidentin johtama hallinto oli viemässä maata kohti totalitaarista valtiota. Katsakstanin poliisi pidätti ihmisiä, jotka halusivat ottaa meihin yhteyttä matkan aikana. Me vaadimme, että kaikki nämä ihmiset vapautetaan, kaikki, jotka on pistetty vankilaan ja joita on kirjoitettu ihmisoikeusaktivistit muun muassa. Vaadimme tätä päätöslauseen. Sanomme, että nämä ihmiset vapautetaan Eräs henkilö esimerkiksi menetti näkönsä vankilan, vankilassa olevan kirjoituksen vuoksi. Hän oli demokraattisen liikkeen kannattaja Kazakstanissa. Ihmiset osoittavat mieltään kaduilla ja ensi viikollakin on mielenosoitus tulossa. Presidentti on kuvassa mukana, hän on taustatoimijana. Meidän täytyy lopettaa tällainen yhteistyö dinosaurusten kanssa – heillä ei ole mitään sijaa valtion päämiehinä. Pikemminkin pitäisi saada vakauttavia uudistuksia Kazakstanissa. Viimeisenä tekstinlaatena edustaja Strodjevski. Kiitos. Kolmikanta neuvottelut ovat käynnissä. Siksi olen Rosa Tuunin paikalla. Hän oli mukana laatimassa tekstiä. En voi kiinnittää huomiota kaikkiin kohtiin, mutta tärkeimpiin kuitenkin. Päätöslauselmassa ensinnäkin kehotetaan Kasakstanin hallitusta täytäntöönpanomaan sitä, mitä YK on erityislähettiläs on sanonut. Mielivaltaiset pidätykset ja häirintä on lopetettava. Se on kohdistunut ihmisoikeuksien puolustajiin ja se ei käy päinsä. Lisäksi on kehotettu uudistamaan lainsäädäntöä tältä vuodelta. Ja lopuksi hyvin tärkeä asia, 174 artiklan käyttö rikosoikeudessa. Siinä puhutaan epäjärjestyksen lietsomisesta. Tätä artiklaa käytetään väärin. Kiitos. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta ja hyvää huomenta kaikille. Nyt SNT-ryhmän nimissä puhuu Judy Ward, olkaa hyvä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 I've extensively with Kazakhstani civil society. Viimeisen viiden vuoden ajan olen äh, intensiivisesti äh, toiminut kazakhstanin yhteiskunnassa. Olen ollut solidaarinen ihmisoikeusaktivistien äh, kanssa. Olen nähnyt ikävän ihmisoikeustilanteen maassa. On paljon huolestuttavia tapauksia. Mainitsen muutaman. Abloza Duzemajets vangittiin kolmeksi vuodeksi, koska hän netissä julkaisi hallitukseen kohdistuvaa kritiikkiä ja Hänen vaimonsa Aigel Akberajeva, neljän äh, lapsen äiti, äh, on syytettynä samassa tapauksessa. Ja olen äh, pahoillani, että tässä vi- päätöslauselmassa ei ole hänen nimeään ja hänen tapauksensa on vielä oikeudessa ja se on yhtä merkittävä kuin nämä muut. Kansainväliset tarkkailijat ähm, kuten Life Vasina ja Valir Leftushenko lähetetään pois maasta. Ja Malik Kenzelayev, häntä rangaistiin, kun hän ei noudattanut sääntöjä. Azet Abeshev, joka tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan, ja Almat Suma Galalov ja Kenzebek Abishev, jotka tuomittiin kahdeksaksi ja seitsemäksi vuodeksi. Syytteenä oli syynä oli ääriliikkeiden torjuminen. Heidän kaikkien on saatava oikeudetta. Seuraavaksi RTD-ryhmän nimissä edustaja G. Thank you, President. This... Kiitos puhemies. Parlamentilla on mandaattinsa ja velvollisuus suhteessa maan kansalaisiin. Kansaksen täytyy tehdä niin toivon majakkalle hielollemme. Kazakinin kansalaisten ihmisoikeuksia on loukattu. Tätä ei pidä vähätellä. Ihmisoikeusloukkauksia on tehdään lähialueellemme Ukrainan presidentin Pitäisi muistaa, että EUnkin turvallisuus on riippuvainen siitä, mitä lähellä tapahtuu. Maa on tehnyt yhteistyösopimuksen EUn kanssa halumallisesti liittyä Euroopan unionin Human Rights Watch. Human Rights Watch on todennut, että ihmisoikeus- ja demokratialoukkauksia on tehty huomattavasti vaalien yhteydessä riippumattomia TV-kanavia, esimerkiksi kanavaa 112, painostettiin. Mikäli sorretaan ihmisiä, eivät vaalitkaan ole vapaata. Minä tuen tätä tuin Ukrainan lehdistövapautta koskeva päätösohjelmaa kansanpuolueen byrokratia esti tekstin eteenpäin viemisen. Toivottavasti tällä kertaa ei käy ensi kerralla Strasbourgissa. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti Ukrainalle ja koko maailmalle siitä, että lehdistövapaus täytyy taata. Kiitoksia. Sitten menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Faria ensimmäisenä. E, e, caros colegas o cazaquistão que foi o primeiro país da ásia central a conseguir um lugar entre os membros não permanentes do conselho de segurança. Kiitoksia. YK turvallisuusneuvoston jäsenenä meidän täytyy varmistaa entisen neuvostotasavallan tilanteen vakautuminen kansalaisoikeusaktivistit ja muut aktivistit ja toisen asitteet Ajattelut joutuneet julmien hirmutekojen kohteeksi. että on pidätetty ja kidutettu, kohdettu epäinhimillisellä tavalla. Presidentin johtama hallinto on vainot myöskin ammattiyhdistysliikkeen jäseniä ja maahanmuuttajia mukaan luettuna pikkulapsia. Heidänkin vapautensa ja uskonnonvapautensa on rajoitettu. Jotkut vähemmistöt niinkään ovat joutuneet hallinnon hampaisiin että jatkuvasti sorretaan ja vainotaan ja Euroopan unionin pitäisi yhteistyösopimuksen valossa vaatia, että Kazakstan kunnioittaisi Venetsian komitean säännöksiä, kun on kyse ihmisoikeuksista. Nyt pitäisi vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja varmistaa uskonnonvapaus ja uskonvapaus. Lopes Aguilar seuraavana alkaa. Thank you, President. Kiitos, puhemies komission jäsen Mimitsa. Me puhumme ihmisoikeuksista Kasakstanissa. Kasakstanilla on erityissuhde Euroopan unioniin. Meillä on tehostettu yhteistyösopimus, joten se on keskiasiassa tärkeä maa, mutta siellä on nyt otettu takapakkia. Presidentti Nazarbayev on ollut virassa joista asti. Hän suorittaa opposition edustajia. Tasajev, hänen on kiinnitetty erityishuomiota YK ihmisoikeuskomitean puolelta. Poliittista painetta on käytetty. Ja nyt on nähty todella tärkeitä tapauksia. Kosevin tapaus on erityisen tärkeä. Häntä on kidutettu, hänen oikeuksiaan rikottu, hänet on vangittu. Selkeä viesti YK on ihmisoikeuskomitealta on tärkeä. EU tukee sitä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marias. Kiitoksia. Keskustelu on osoittanut, että tässä on kyse erittäin huolestuttavasta aiheesta ihmisoikeustilanne Kazakstanissa. Maat kuten Kazakstan, jotka ovat nousseet Neuvostoliiton raunioilta, eivät valitettavasti ole siirtyneet kohti demokratiaa. Siellä ei tueta kansalaisyhteiskunnan syntymistä ja ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Toisaalta länsi on antanut näiden maiden tehdä mitä haluavat, koska siellä on ollut suuria etuja monikansallisille yrityksille Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ne ovat saaneet voittoja hyödyntäneet näiden maiden luonnonvaroja. Siksi näitä hallintoja on tuettu, ei ole ollut demokraattista muutosta ja nyt kaikki protestoivat. Tämä on totuus ja näin tapahtuu, jos ajatellaan pelkästään monikansallisten yhtiöiden voittoja eikä huomioida demokratian kehitystä. Meidän on tuettava demokraattista kehitystä ja sen haluamme saavuttaa tällä päätöslauselmalla. Kiitoksia. Edustaja Castaldo, seuraavan olkaa hyvä. Kiitoksia Hyvä puhemies, Kazakstan ei ole pelkästään yksi maailman suurimmista maista, vaan myös yksi kaikkein rikkaimmista, kun ajatellaan kulttuuria, historiaa ja perinteitä. Ja siellä elää rinnakkain monia etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Siinä mielessä se on malli. Kuitenkin tämä kulttuurinen perintö on uhka, uhattuna sortotoimenpiteisiin näiden takia äh, kaikkia niitä vastaan, jotka ovat toista mieltä kuin hallitus, OLBTI-ihmiset, äh, äh, toimittajat ja monet muut. Tuhat ihmistä pidätettiin vain, koska he osallistuivat mielenosoitukseen. Kymmenes ähm, maaliskuuta pidätettiin ihmisiä ja Akar Shim on psykiatrisessa sairaalassa, koska hän julkaisi artikkelin mm, internetissä, joten mitä varten meillä on tämä vahvistettu yhteistyö, kumppanuussopimus, jossa keskitytään oikeusvaltioperiaatteeseen, jos siitä ei ole mitään merkitystä ja ei huomioida vapauksien ja kansalaisoikeuksien noudattamista. Pan poseł Kelly, seuraava. This resolution is about the troublesome... Kiitos. Tässä pohditaan Kasakstanin hankalaa ihmisoikeustilannetta. Rikosoikeutta käytetään, jotta toimittajia, aktivisteja ja opposition edustajia voidaan sortaa – kansalaisvapauksia on rajoitettu ja nyt monet saavat pitkiä vankeusrangaistuksia, heitä kidutetaan ja myös psyykkisesti häiritään näissä laitoksissa. Ja somen käyttäjät joutuvat vankilaan ja mielivaltaisia pidätyksiä tapahtuu paljon. Siksi kehotan Kasakstania muuttamaan tätä lainsäädäntöä erityisesti rikosvastuukysymyksiä. Tämä on hyvin poliittista lainsäädäntöä. Toivoisin, että noudatettaisiin demokraattisia järjestelmiä. Kiitos. Kończyliśmy wystąpienia poselskie, zatem chciałem się zwrócić do... Kiitoksia paljon kaikille jäsenille, jotka osallistuivat keskusteluun. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Mimica. Hän voi kertoa, mitä asiasta. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta keskustella ihmisoikeustilanteesta Kazakstanissa. Kuten te tiedätte, EU-Kazakstan yhteistyökumppanuussopimus, joka on ratifioitu 25 EUn jäsenvaltiossa, tarjoaa EUlle ja Kazakstanille vahvan kehyksen, jonka sisällä voidaan edistää yhteistyötä. Sen täysi ratifiointi mahdollistaa sen, että voi vain entisestäänkin vahvistaa yhteistyötä myöskin silloin, kun on kyse ihmisoikeuksista – nykyisen säännönmukaisen dialogin lisäksi. Ihmisoikeusvuoropuhelu ja oikeus- ja sisäasioin alivaliokunta viime marraskuussa keskustelivat muun muassa siitä, kuinka tärkeää on varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus ja myöskin perustuslakimekanismien tehokas toiminta ja vallan kolmijako. Lisäksi totesimme, että kidutusta ei voida kerta sallia ja myöskin täytyy varmistaa että vankinhoito-olosuhteet. Unioni ilmaisi myöskin huolensa riippumattomasta mediasta, ilmaisunvapaudesta ja yhdistymisvapaudesta ja kokoontumisvapaudesta. On edelleenkin tärkeää, että Kazakstan jatkaa toimia, joilla se pyrkii vahvistamaan ja luomaan kunnollista toimintaympäristöä ihmisoikeuspuolista ihmisoikeusaktivisteille, lakimiehille, lehtimiehille ja muille aktivisteille. Me valvomme ihmisoikeuskehitystä Kazakstanissa mukaan luettuna uusi laki, joka liittyy ammattiyhdistysten toimintaan ja sen yhteensopivuus ilon yleissopimusten kanssa. Tarkastellaan myöskin kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja, ja toteutumista ja myöskin kansalaisyhteiskunnan vaikutus tai kansallisyhteiskunnan asemaa ja kansallisjärjestön rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä sen toteutumista. Yleisesti ottaen on katsottu, että EUn valtuuskunta ja Kazakstanin viranomaiset yhdessä pohtivat huolia, jotka esitettiin dialogin yhteydessä tärkeässä asemassa tulee olemaan oikeusvaltio-ohjelma, joka 2019 vuonna tullaan hyväksymään EUn ja Keski-Aasian maiden kanssa. Kiitoksia. Päätöslauselma, teksti tuli vihreiltä, teksti ei seurata myöskin kuelta, aldelta, sosialistelta, SD-ryhmältä siis ja kansanpuolelta. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan myöhemmin. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on Iranista, erityisestikin ihmisoikeuksien puolestaan tilanteesta. Meillä on täällä kuusi tekstin laatijaa puhujalistalla. Aloitamme laatijoiden puheenvuorolla. Ensimmäisenä puhuu Pudil Valero, yksi minuutti. Kiitos paljon. Hyvin tiedämme, että Iranin järjestelmä ei kunnioita ihmisoikeuksia. Ilmaisuvapaus, uskonnonvapaus, yhdistymisvapaus vapaus ja sitoutuminen ympäristön eteen on meillä itsestään selvä. Siellä se voi johtaa kidutukseen ja kuoleman rangaistuksiin. 273 kuolemantuomiota toteutettiin viime vuonna. Naisten tilanne on vaikea. Me olemme nähneet tilanteita, joissa naiset ovat ottaneet hijabin pois ja pistäneet kepin nokkaan mielenosoituksena. Monet pidätettiin, monet on saavaneet vankeusrangaistuksen. Monet ovat joutuneet altistumaan pahoinpitelylle. Usein naiset haluavat ajaa uudistusta näissä maissa. Tämä taistelu päätyy joskus vankilaan tai vielä pahempaan. Siksi ympäröivän maailman on tuettava näitä naisia, jotka haluavat elää vapaina tässä maassa. Me emme voi vaijata ja katsoa, kun näin tapahtuu. Esimerkiksi aktivista on saanut 33 vuoden vankeusrangaistuksen ja monta rangaistusta. 38 vuotta on nyt hänen vankeusrangaistuksensa ja se on järkyttävää. Kiitos Seuraavana Minä eh, tapasin Nasrin kaksituhatta kolmetoista Teheranissa, kun hänet vapautettiin jafar Panahin kanssa. Kummatkin ovat vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajia. Hänet vapautettiin silloin. Nyt kesäkuusta 2018 on jälleen ollut vankilassa, kuten monet muutkin. 38 vuotta vankeutta, yli 100 ruoskan iskua. Tämä ei ole pelkästään arkainen rangaistus, vaan hirveä skandaali ja hyökkäys meidän etujamme vastaan niitä, jotka puolustavat vapauksia. Ja siksi ensimmäinen asia, jota me vaadimme, on Soto d vapaus vapauttaminen, eikä pelkästään häneen, myöskin ympäristöaktivistien, ihmisten, jotka menivät sosiaalisten kysymysten takia osoittamaan mieltään, ihmiset, jotka ovat etnisistä tai uskonnollista syistä vankilassa, tai ovat toimittajia tai bloggareita, heidän on päästävä pois vankilasta. Meidän on tämä kysymys esitettävä aina uudelleen. Eh, ja sitten vielä erään asian sanoa. Tässä tilanteessa, jossa ihmisoikeusrikkomukset kärjistyvät jälleen, Tällaisessa tilanteessa interparlamentaarinen EU-valtuuskunta Iranin kanssa astetaan pois, otetaan pois voimasta, koska vuoden 2018 lopun jälkeen se ei enää kokoonne. On skandaali ja häpeällinen asia parlamentille. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Ernst. Seuraavana edustaja Saakke. Thank you, President. Kiitos puhemies komission sen kollegat. Täällä Euroopan parlamentissa me myönsimme Saharov-palkinnon Nasrin Sutudelle, joka jatkuvasti ja hyvin rohkeasti on pyrkinyt puolustamaan tavallisia iranialaisia monissa, liian monissa tapauksissa, joissa näiden ihmisten ihmisoikeuksia ei kunnioitettu. Aivan erityisesti hän oli monien naisten asianajaja, kun naiset vastustivat ostivat huivin käyttöön. Nasrin no, Sotode kuitenkin joutui uudestaan vankilaan ja hänellä on annettu aivan järkyttävä tuomio, 38 vuotta vankilassa ja 148 raipan iskua. Tämä on epäinhimillistä. Emme voi tätä hyväksyä. Korkea edustaja Mogherinin tulisi julkisesti liittyä meidän joukkomme ja vaatia Nasrin Sutuden välitöntä vapauttamista. Se, että että siellä viranomaiset ovat niin päättäväisesti pyrkimässä hiljentämään Nasrin sutudelta. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää kuulla hänen äänensä tarkkaan. Hän ansaitsee todella meidän tukemme. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Kan. Mr. President. Puhemies, ihmisoikeusaktivistit ja AY-aktivistit joutuvat joka päivä pidätetyiksi. Yksinkertaisesti siksi, että puolustavat työntekijän oikeuksia ja ympäristöstandardeja ja vastustavat kuolemaan toimintaa. Iranin hallitus kiupa, kiusaa myöskin BBCn journalistien perhettään. EUn kansalaisiakin pidätetään ilman syytteitä. Tällä viikolla kuulimme, kuinka Nasir Sutude, ihmisoikeuslakimies, sai pitkän tuomion tämä rohkea nainen. Nasirista halutaan tehdä esimerkki. Hänen avulla halutaan osoittaa sellainen viesti, että vapautta ei että Minun viesti Iranin hallinnolle. Jatkuvasti tulemme vaatimaan Nasrinin ja Katarinan ja muiden kaikkien aktivistien vapauttamista, jotka on pistetty vankila ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Ei ihmisiä voi tällä tukahduttaa ilman, että koko maailma sen näkee. Mutta osaltamme tulen tukemaan iranilaisia, jotka haluavat demokratiaa ja vapauksia maahansa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Charles Tanak. Puhemies, Iranin hirveä ihmisoikeusrekisteri on kaikille tunnettu. Äh, toimittajat ja kansalaisjärjestöt, jotka noudattavat hallituksen toivetta, joutuvat soron alaiseksi. Äh, kaikki ryhmät, jotka rauhanomaisesti äh, vastustavat brutaalin hallituksen toimia. Nämä toimet ovat sellaiset, että halutaan kaikkia kokoontumisen ja ilmaisuvapauden oikeuksia ihmisoikeuksia kohti rikkoa. Samoin uskonnonvapaus on mahdotonta. Nyt kotikirkkoihin hyökätään, kristittyjä pidätetään ja heitä haastatellaan väkivaltaisesti vain seksi, että he ovat noudat, harjoittaneet uskontoa. Myös naisten oikeuksia on rajoitettu huomattavasti ja minkälainen vastustus rangaistaan. 2018 39 naista pidätettiin, koska he vastustivat hijabin pakollista pitämistä on, ma, vaikuttaa siltä, että marraskuun ö, mu, muutokset huumelakiin on vähentänyt huomattavasti kuoleman ö, tuomioita. Tämä on hallitus, joka on vienyt ihmisiltä oikeutensa ja köyhdyttää heidät kansainvälisen eristyksen kautta. Tämän ö, parlamentin on tuomittava tuo hallitus ja on tehnytkin sen jo vuosien ajan, mutta valitettavasti hyvin vähän muutosta on tapahtunut. Kiitos edustaja tänä Seuraavaksi edustaja Tune Kelam. Olkaa minä. Teillä on minuuttia aikaa. Kiitos paljon puhemies. Iran on huono esimerkki, kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia ja vapautta. Se oli toisena kuolemantuomioiden langettamisessa viime vuonna 273. Ja virallisesti sanottiin usein, että pidätetty oli tehnyt itsemurhan. Murhan viime vuonnakin kymmenet tuhannet halusivat vastustaa sitä, että köyhyys lisääntyy, poliittinen sorto lisääntyy. He syyttävät hallintoa siitä, että siellä – halutaan rahoittaa ohjuksia. Ajatellaan maailmaa Iranin ulkopuolella, vaikka oma kansa kärsii enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Asim Sutudeta ajattelemme ja hänen puolisoaan. Tammikuussa hän sai kuuden vuoden tuomion Gabin käytön vastaisen mielenosoituksen takia. Marian Akbarimon Saravin tilanne on huolestuttava. Hän on ollut jo yhdeksän vuotta vankilassa. Me kehotamme Iranin hallitusta vapauttamaan ehdotta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat, mielipidevangit ja muut. Kyllä, jälleen kerran kehotamme, vaadimme ja pyydämme Iranin viranomaisia muuttamaan toimiaan. Uskommeko todella, että Tehranin vallanpitäjät muuttavat kun toimintaansa, kun tietävät, että he eivät voi selvitä, jos ilmaisun vapaus ja lehdistövapaus toteutuu. Todella toivomme, että korkea edustaja julkisesti vahvistaa sen, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä ennen kun kehitellään näitä suhteita tähän maahan edelleen. Kiitos, herra Aika käy. Seuraavaksi puhuu kansan ryhmän nimessä edustaja Kristan Dambreen alkaa. Eh, Kiitos puhemies. Se, että Saharov-palkinnon saaja Nasrin Sutude tuomittiin vankilaan, herätti hyvin paljon kansainvälistä huomiota ja hälyä. Hän sai uskomattoman suuren tuomion. Tämä osoittaa, että Iran sortaa ihmisoikeusaktivisteja hiljattain. Ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksessa puhuttiin myöskin kahdeksasta iranilaisesta ympäristöaktivistista, jotka mainitaan tekstissä. Tämä on erittäin huolestuttavaa kehitystä maassa. Ja toivon, että nyt vaadimme sitä, että ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tehtäisiin uudelleen suhteidemme tärkein asia, kun on kyse suhteista Iraniin. Toivon mukaan korkean edustajan varamies nyt vie tätä viestiä eteenpäin. Nyt täytyy hyvin nopeasti lähettää myöskin ihmisoikeusalivaliokunnan ad hoc valtuuskunta Iraniin. Toivon mukaan tämä saadaan toteutumaan. Kiitoksia paljon. 247 on tyhjä paikka. Tarkoittaa sitä, että herra Fleckenstein ei ole vielä paikalla, joten puheenvuoron saa nyt siinä tapauksessa Paas Belder ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia paljon puhemies. 40 vuotta Iranin islamilainen tasavalta on johtanut meidät absurdien kysymysten eteen. Millaisen kansallisen turvallisuusuhan aiheuttaa se, että ihminen lukee evankeliumia raamatusta? Raamattuhan on kuitenkin todellinen, todellista Jumalan sana, rauhan sana. Kuitenkin iranilaisen saarnaajan vaimo tällaisesta tuomittiin väärin perustein kymmeneksi vuodeksi vankilaan kristittynä. Yhä pahempi kristittyjen sorto Iranissa on minun mielestäni erittäin ikävä asia asia. Euroopan unionin pitäisi kerta kaikkiaan tuomita tällaisesta Iranin hallinto. Minun kotipaikassani Apeldorinsa persialainen kirkko voi toimia rauhassa. Ihmiset voivat rauhassa harjoittaa siellä uskontoon. Iranilaiset Iranilaisilla uskomiehillä on viimeisten vuosien aikana ollut erittäin vahva asema Iranin hallinnossa. Tuloksena on uskontopakko. EU kannattaisi tukea ei niinkään Iranin hirmuhallintoa, vaan rauhaa rakastavia iranlaisia kansalaisia ja Nastrin Sutude erityisestikin tässä tulee mieleen. Edustaja Stetina, seuraavana olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mielivaltaiset pidätykset, kidutus, oikeusprosessit ovat tuttuja meille Iranista – kuolemantuomittuja per capita on eniten maailmassa vuonna 2015 977, vuonna 2016 567, 2017 507, 2018 273 henkeä. Jopa nuoria ja naisia on teloitettu julkisesti esimerkiksi hirttämällä – Nasrin Sutudan tilanne, hän on puolustanut monia. Hän on saanut pitkän vankeusrangaistuksen ja 148 raipan iskua. Me tunnemme hänet, koska hän on Saharav-palkinnon saaja, mutta minä haluaisin antaa tukeni kaikille niille, jotka ovat vankilassa, joiden nimeä ei ole tiedossa. Jotkut on nimetty päätöslausemassamme, mutta meidän on puhuttava – asioista oikeilla nimillä Teheranin hallinto on rikollinen. Kiitoksia paljon edustaja Stetina. Seuraavaksi edustaja Vistisen. Terrorstat. En stat, der promoverer øh, terror Iran on terrorihallinto, se on valtio, joka edistää terroria täällä Euroopassa, omassa maassaan, mutta erityisesti valtio, joka äh, harjoittaa terroriaan omaa kansaa vastaan sekä äh, äh, ympäristöaktivistit, Mm, ammattiyhdistysaktivistit, uskonnolliset vähemmistöt tai ylipäätänsä ihmiset, jotka kritisoivat hallintoa. Iran valitettavasti on yksi niistä maista, jotka äh, haluavat saada ensimmäisen paikan niiden maiden listalla, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Jos me sanomme, että meillä on arvoihin perustuvaa ulkopolitiikkaa, niin silloin meidän pitäisi ottaa se vakavasti, kun äh, toimimme Iranin kanssa äh, Kuitenkin minulla on se vaikutelma, että komissio on keskittynyt aivan liikaa siihen, että yritetään päästä yhteisymmärrykseen Iranin kanssa, kun katsotaan näitä ydinsopimuksia. Vaikuttaa siltä, että komissio hyväksyy Iranin terrorin, käytetään sanktioita tehokkaana välineenä Irania vastaan silloinkin, kun he rikkovat ihmisoikeuksia. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Pospisil ensimmäinen pane předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal. On hienoa, että tämä keskustelu järjestetään. Pari kuukautta sitten, kun keskustelimme korkea edustaja Mogherinin kanssa Iranin ydinohjelmasta, minulle tuli sellainen tunne, että hän pyrki vähän pyyhkimään maton alle ihmisoikeusrikkomuksia. Hienoa, että asioista puhutaan oikealla nimellä tänään ainakin. Tämä on rikollinen hallinto, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia. On hyvä, että täällä on komission edustaja ja toivon, että viette nämä terveiset edustaja Mogherinille. Me siis sanomme toisin sanoen, että taloudelliset etumme eivät ole tärkeämpiä kuin ihmisoikeudet. Minä tuen tätä päätöslauselmaa ja halusin lisätä sinne jotain uskonnoista syrjinnästä Iranissa. Tärkeää on selkeä viesti. Ydinsopimuksen takiakaan emme voi sallia niitä rikoksia, joihin hallinto lähtee ihmisoikeuksien saralla. Kiitoksia. Sitten edustaja Anna Gomez. I defend the JCPOA. Mitä enemmän puollon tätä sopimusta saman sitä aikaa puolustan sitä, että Iranin kanssa on suhteita kaikilla alueilla, mutta enemmän puolustan sitä, että EUn täytyy olla kova ääninen näiden aktivistien suhteen, kaikkien niiden kanssa, jotka puolustavat erilaisia oikeuksia, kuten nämä rohkeat naiset, jotka valkoisin huivein vastustivat hijavia, Kun vierailin Iranissa viime vuonna, ympäristöaktivisti Kajer Savet Emami oli äh, kuollut vangittuna epäselvissä oloissa. Tämä oli ähm, uskomatonta ja uskomaton on myös äh, tämä äh, tuomio Nasrin Sutudehia vastaan, mutta monet muut kärsivät Iranissa. Emme voi hyväksyä sitä. Nasrin Sutudehin tuomio on äh, hyökkäys Iranian, äh, Iranin kansalaisia kohtaan. Me emme voi hyväksyä sitä ja Federica Mogherinin on oltava hyvin äänekäs tästä asiasta. Anna. Kiitos. Anna, seuraavaksi Mark Tymesmaker. Ja weekend Nasrin Sotudenoh. Iran... Kuka vielä muistaa Nasrin Sotudenohin? Hän vuonna 2012 sai Saarov-palkinnon. Hänen vangitsemisensa on yksi esimerkki. Iran yksi suuri vankila tänäkin päivänä. Hän sai 38 vuotta vankeutta ja 150 ruoskan iskua miltei, 148 ruoskan iskua vielä vankeuden lisäksi. Hän puolusti naisia, jotka vastustivat huntupakkoa. Vuosikausia ihmisoksiaktivistia on sorrettu. Yhä, näin kertovat yhä enemmän Irakin, Iranin tavalliset kansalaiset. Tuomioistuin käsitteet ovat naurettavia, mutta rangaistukset kaikkea muuta. Miksi Iran toimii näin rankalla kädellä, yhä rankemmalla kädellä? Siksi, että se voi. Tehran katsoo, että se voi ihan vapaasti pistää ihmisiä vankilaan niin kauan kuin me emme tee selväksi Tehranille sitä, että tästä tulee seuraamuksia. Arvon komissaari, niin kauan kuin emme tee mitään, mikään ei tule maassa muuttumaan. Kiitoksia paljon edustaja Demesmaker. Seuraavaksi Fabio Massimo Castaldo, olkaa hyvä signor presidente onorevoli colleghi nasrin sotoudeh è stata condannata a trenta. kiitoksia puhemies kolmekymmentäkahdeksan vuotta vankeutta ja sataneljäkymmentäkahdeksan ruoskan iskua on saharov palkinnon saajana tuomio. Hän vain puolusti ihmisoikeusaktivista, ei mitään muuta. Hän joutui vankilaan tämän vuoksi. Viime kesäkuussa hänet pidätettiin. Se tuomio, jonka hän sai, ja koko tämä oikeusjuttu, joka johti hänen vangitsemisensa, on kertakaikkiaan asioita, emme voi hyväksyä. Ainoa selitys tälle on se, että jatkuvasti siellä muutenkin sorretaan ja vainotaan ihmisosaaktivisteja ja lehtimiehiä. Monet ihmisistä ovat joutuneet vankilaan ihan vain siksi, että he ovat kritisoineet Iranin hallitusta. Iranin täytyy kerta vapauttaa Nasrin ja kaikki muutkin poliittiset vangit. Hyvät kollegat, kuten me hyvin tiedämme, hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä Iranissa poliittisella tasolla, sikäli kun on kyse esimerkiksi ydinsopimuksesta – hyvin paljon väkivaltaisuutta ja räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu maassa jatkuvasti. Ne täytyy tuomita. Meidän täytyy varmistaa, että voimme selkein sanakääntein tehdä täysin selväksi maalle, että jotkut ihmisoikeusloukkaukset ovat kertakaikkiaan askelien pitkälle. Niitä ei voi kertakaikkiaan hyväksyä. Edustaja Drojewski, olkaa hyvä. Nie zajmuje się Iranem, ale zajmuje się problematyką bezpieczeństwa. Z tego też powodu udział w misji obserwacyjnej Kiitoksia. Olen seurannut turvallisuuspolitiikkaa ja tästä syystä esimerkiksi Pakistan kysymyksissä ja tässäkin tämän päivän keskustelussa otan osaa ja minusta on surullista, että meillä on tiettyä epäjohdonmukaisuutta asiakirjojen ja toiminnan kanssa. Olemme puhuneet Pakistanissa aiemmassa keskustelussa turvallisuuskysymyksistä, maahanmuutosta ja tänään puhutaan sitten taas ihmisoikeuksista ja eri säädöksistä Iranissa, jotka kohdistuvat ihmisoikeusaktivisteihin tai naisiin. Puhumme näiden ihmisten kohtaloista ja haluamme tehdä politiikastamme tehokkaampaa, määrätietoisempaa, kestävämpää, samalla ottaen esille eri asiakirjat, eri toimintamallit mutta näissä olosuhteissa meillä täytyisi olla enemmän johdonmukaisuutta ja määrätietoisuutta. Julie Ward, bardzo proszę. Kiitoksia Julie Ward seuraavana. The situation of Lehdistönvapaustilanne Iranissa on todella huolestuttava. Olen erityisen huolissani BBCn Persian palvelun journalistista, joka on Iranin viranomaisten kohteena vainoaminen BBCn journalistia vastaan käynnistyi jo vuonna 2009, jolloin satelliittitelevisiopalvelu käynnistettiin. Viime aikojen toimet ovat vielä äh, heikentäneet tilannetta, kun ajatellaan vainoa journalisteja ja heidän perheitään kohtaan. Tässä on myös sukupuoliulottuvuus mukana, koska pääasiassa kampanja on suunnattu naisia vastaan ja heidän perheitään vastaan. Iranin naisten kohtelu on erittäin heikolla tolalla ihmisoikeuslakimies de tuomittiin 138 raipaniskun ja 38 vuoden vankeustuomioon on erityisen inhottava. Ja tulee sen jälkeen, kun juuri on nimitetty oikeuslaitokseen uusi kovan linjan johto. Raymond sanoi, että kiusaaminen, ihmisoikeuspuolustajien häirintä, äh, juristien häirintä osoittaa, että valtio todella toimii entistä tiukemmin. Dziękuję bardzo, pan poseł Ignacio Faria. Edustaja Vähäriä, olkaa hyvä. Obrigado, president. Kiitos, puhemies. On mahdotonta enää ajatellakaan sitä, että miten usein olen valittaneet sitä, että demokratia ja ihmisoikeuksia eh, puuttuu Iranista ja että Iranissa ihmisoikeuksia rikotaan nimenomaan silloin, kun kysymistä omista kansalaisista. Se on kaikkein sortavimmista maista lähi ja se toimii hyvin brutaalisti kansalaisia kohtaan, brutaalimmin kuin useimmat muut maailmassa. Vallankumouskaartit ovat jo murhaneet satoja tuhansia ihmisiä, monia naisia. Naisia on vankiloissa, heitä kidutetaan, heitä raiskataan siellä, heitä surmataan, vaikka he vain rauhanomaisesti ovat osoittaneet mieltä paremman tulevaisuuden puolesta. Me emme voi hyväksyä tätä hirvittävää hallitusta. On todella eläimiä, jotka vainoavat ihmisiä omassa maassaan brutaaliutta, joka on uskomatonta. Tämä riittää. Kiitos edustaja Faria. edustaja Kyrtsintoilen, kiitoksia. Monet ihmisoikeusloikkaukset tuolla tehdyksi Iranin hallituksen toimesta, kuten olemme tänä aamuna kuulleet, mutta haluaisin keskittyä yhteen ihmisryhmään. Iranin viranomaiset ovat järjestelmällisesti kohdistaneet toimensa BBCn persialaiseen henkilökuntaan ja myös muiden yleisradioyhtiöiden henkilökuntaan. Suuri osa tästä henkilökunnasta on Lonto, Lontoosta lähtöisin ja heidän perheisiinsä on kohdistettu myös toimiaan. Useimmat ovat kaksoiskansalaisia, britannia iranilaisia, iranilaisia ja Esimerkiksi heidän varojaan on jäädytetty vuodesta 2017 eteenpäin. Heidän perheisiinsä on kohdistettu mielivaltaisia pidätyksiä, matkustuskieltoja ja häirintää. Erityisesti haluaisin ottaa käyttöön seksuaalisoidut häpäisemiskampanjat, jota on BBC Persian kohdistettu. Vetoaisin EUhun, että enää ei vaieta hyökkäyksistä, jotka kohdistuvat eurooppalaisiin naisiin, eurooppalaisiin lehtimiehiin, naispuolisiin sellaisiin. Meidän täytyy kannattaa tämän päivän päätöslauselmaa niin että me siirrymme samoille linjoille kuin mitä Geneven ihmisoikeusneuvosto on ottanut esille. Kiitos. Edustaja Polczak, olkaa hyvä. Děkuji pěkně za udělení slova, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit ke svým kolegům, pokud jde o odsouzení. Minä haluaisin myös verrata Iranin hallintoa samalla tavoin kuin muutkin kollegat. Se on hallitus, joka on terrori hallitus, joka kiduttaa omia kansalaisiaan ja ihmisiä vainotaan. Ihmisoikeudet eivät käytännössä ole olemassa Iranissa. Me jälleen kerran puhumme ongel- näistä ongelmista, jotka koskevat Irania, ja meidän on puolustettava niitä, jotka taistelevat tätä hallitusta vastaan. Komission jäsen, voisitteko te ilmoittaa Rova Mogherinille siitä, että meidän mielipiteemme ovat erilaisia kuin hänen Iranista. Me olemme ehdottomasti tätä hallitusta vastaan, joka on terrorihallitus. Me emme voi olla välinpitämättömiä. Ja pyydän, että muutatte myös komission kantaa asiaan, koska meidän kantamme on tärkeä. Kiitos. Ja nyt komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä pańskie wystąpienie zamykające tę debatę. No. arvoisat jäsenet jokunen kuukausi sitten kymmenes joulukuuta kaksituhatta kahdeksantoista kansainvälinen yhteisö vietti seitsemättäkymmenettä vuosipäivää ihmisoikeusjulistuksen tiimoilta. siinä yhteydessä korkea edustaja Mogherini julkaisi julkilausuman Euroopan unionin nimissä. Siinä hän korosti sitä, että ihmisoikeuspuolustajien puolustaminen, mukaan luettuna naiset, on EUn ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan keskiössä ja yksi painopistealueista. Jokunen päivä myöhemmin tätä sitoumusta korostivat myös parlamentin jäsenet siinä keskustelussa, jota käytiin Nasrin Sotudehin kohtalosta. Jokunen päivä sitten myöhemmin tuossa yhteydessä hänet tuomittiin ja vangittiin hänen työstään, jota hän on tehnyt universaalisti tunnustettujen oikeuksien puolesta. Tämän jälkeen välittömästi otimme kantaa tilanteeseen me olemme sitoutuneita puolustamaan ihmisoikeusaktivisteja ja tämä vakaumus pätee kautta vuoden jokaisena päivänä, ei ainoastaan 10. joulukuuta. Osana diplomatiaa seuraamme hyvin tarkasti ihmisoikeustilanteen kehittymistä kaikissa valtioissa maailmanlaajuisesti mukaan luettuna Iranissa. Tehtävän tärkeä osa on tukea ihmisoikeuspuolustajien tekemää työtä ja mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että heihin ei kohdistu häirintää tai pidätyksiä, vangitsemisia. Iranissa seuraamme tarkkaavaisesti myös asianajaja Sotudehin tilannetta ja muiden yksilöiden tilannetta, esimerkiksi ympäristöaktivistien tilannetta. Kahdeksan aktivistiahan pidätettiin viime vuonna ja heillä on nyt edessään vakavat syytteet. Iranissa ja muissa maissa ihmisoikeuspuolustajat mukaan luettuna äh, asianajajat tekevät äh, tärkeää työtä. He tarjoavat äh, haavoittuvissa ryhmissä oleville uhreille korvaamatonta apua, kun kyseessä on esimerkiksi kuolemantuomio. Huomioidaan myös kaikkien vähemmistöryhmien edustajat. Liian usein tätä työtä kohtaa joko sorto tai pidätykset tai vankeudet ja tekaistut syytteet. Tämä ei sovi yhteen universaalin ihmisoikeusjulistuksen kanssa, eikä myöskään sen sopimuksen kanssa, joka on tehty poliittisista kansalaisoikeuksista. Iran vahvisti sopimuksen vuonna 1975 95 anteeksi, ja sen mukaisesti ketään ei pidä mielivaltaisesti vangita tai tuomita. Kenenkään vapauksia ei saa evätä epäoikeudenmukaisesti. Tarvitaan aina tuomioistuimen oikeudenmukainen päätös tähän. Iran päätelmissä, jotka neuvosto hyväksyi 4. päivä helmikuuta. Tämä näkyy hyvin selvästi. Neuvosto on sitoutunut siihen, että tätä yhteistä toimintaohjelmaa todella noudatetaan. Meillä on myös EUn Iran politiikka, joka pohjautuu tasapainoiseen ja kattavan lähestymistavaan. Olemme kriittisiä silloin, kun näkemyksemme eroavat ja teemme yhteistyötä silloin, kun meillä on yhteisiä intressejä. Tämän lähestymistavan mukaisesti Euroopan unioni on toistuvasti vedonnut Iraniin, jotta ihmisoikeuspuolustajat voivat toimia avoimessa, vakassa ympäristössä ja tehdä työtään rauhassa. Euroopan unioni on myös toistuvasti nostanut esille yksittäisiä ihmisoikeusaktivistitapauksia Iranin viranomaisten kanssa kaikilla tasoilla, mukaan luettuna EUn ja Iranin käymässä korkean tason vuoropuhelussa. Me tuemme YK on erityisraportoijan mandaattia, kun hän raportoi ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja rohkaisemme Iranin viranomaisia päästämään hänet työhön äh, Iranissa. Myös jäsenvaltiot ovat kahdenvälisissä yhteyksissä Iranin viranomaisten kanssa nostaneet nämä kysymykset esille. Me katsomme vankasti, että nämä ponnistelut ovat johtaneet myönteiseen kehitykseen osittain, jota viime vuosina olemme voineet havaita, mukaan luettuna päätös muuttaa Iranin huumepolitiikan vastaista lakia. Tämä on johtanut siihen, että huumeista tuomittavat kuolemantuomiot ovat huomattavasti vähentyneet ja osittain ihmisoikeustilanne on parantunut. Me edelleenkin edistämme tilanteen parantumista tältä osin ja vetoamme sen puolesta, että nuoret alaikäiset rikoksentekijät eivät saisi sellaisia tuomioita kuin tällä hetkellä saavat. Katsomme, että Tuomittujen täytyy voida saada oikeussuojakeinoja, heidän täytyy olla yhteydessä asianajajaan sekä myös perheenjäseniin. Heidän täytyy saada lääketieteellistä hoitoa, eikä heitä saa altistaa minkäänlaiselle huonolle kohtelulle olemme rohkaistuneet siitä, että Euroopan parlamentin jäsenetkin ovat kiinnittäneet näihin tapauksiin huomiota ja teemme jatkossakin yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voisimme edistää parempaa ympäristöä, jossa ihmisoikeusaktivistit voivat työtään tehdä mukaan luettuna Iranissa. Kiitos. Kiitos komission jäsen Mimica. Kiitoksia. tästä keskustelusta. Kiitos siitä, että keskustelu eteni näin johdonmukaisesti. Olen saanut Kuen, Alden, SDn EPPn äh, päätöslauselma luonnokset, niitä on yhteensä kuusi ja äänestämme tästä aiheesta tänään. Sitten menemme eteenpäin esityslistalla. Aiheena Guatemalan ihmisoikeustilanne. Toimimme tässäkin keskustelussa samaan tapaan. Kuuntelemme ensin äh, päätöslauselmien äh, laatioiden puheenvuorot. Molly Scott Cato ensimmäiseksi. Olkaa hyvä. It was cold because of our... Tämä kirjan asia tuli esille, koska olimme huolissamme Guatemalan hallituksen esittämistä uhista ihmisoikeuksia kohtaan ja erityisesti sen päätöksestä poistaa tuki Sesigille. Sesig on ollut erittäin tärkeässä roolissa, kun se on tukenut Guatemalan juridisia instituutioita, jotka ovat tärkeitä oikeusvaltioperiaatteen säilyttämiseksi ja ihmisoikeusaktivistien turvallisuuden takaamiseksi, mukaan lukien Chavez. On tärkeää, tärkeää huomioida, että Guatemalan hallitus nyt halveksi omia kansalaisiaan toimimalla tällä tavalla. Kansallinen sovittelulaki muodostaa suuren uhan Guatemalan ja Sesikin saavalle edistykselle. Me vaadimme sitä, että ne viisi miljoonaa euroa, jotka Sesikille on suunnattu, maksettaisiin välittömästi. Ja on erittäin sääli, että EPP alkoi äänestää tyhjää tässä päätöslauselmassa. Odotamme kuitenkin, että me saamme suuren enemmistön sen taakse ja tuomitaan ihmisoikeusrikkomukset Guatemalassa voimakkaasti. Kiitos. Seuraavaksi Ignacio Korra, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat hyökkäyksen kohteena Guatemalassa. Aktivisteja vainotaan eri tavoin, eh, myös lainsäädännön keinoin. Usein moni kansallisten yritysten edut ovat myös takana näissä hyökkäyksissä. Sitten meillä on myös eh, CICIG-komitea, joka tekee tärkeää työtä korruptiota vastaan ja oikeuksien vahvistamiseksi. Kuitenkin on ryhdytty uusiin tutkimuksiin vaalirahoituksen suhteen ja komitea on ollut hyökkäysten kohteena kohteena myös tässä yhteydessä. Kongressi kaiken lisäksi vielä on laatimassa äh, lakia, jonka pohjalta mm, jätettäisiin rankaisematta kansanmurhaan syyllistyneitä. Jos tämä laki hyväksytään, niin sotarikokset äh, levittäisivät väkivaltaa koko maahan ja varmasti myös vastatoimia. Meidän tehtävämme on yrittää taivutella kongressi eh, luopumaan tästä hankkeesta niin, että annetaan rankaisemattomuuden vastaisen komitean tehdä työtään ja eh, ottaa huomioon myös monikansalliset yritykset ja niiden pyrkimykset. Kiitos, edustaja Korrao. Ja sitten Erua Siluaka, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Toisen kerran tämä parlamentti lähettää päätösaseman, joka koskee tilanteen vakavuutta ihmisoikeuksien osalta Guatemalassa. Euroopan unioni on ponnistellut kovasti kansainvälisessä yhteistyössä tämän Keski-Amerikan maan kanssa. Kuitenkin takaiskelet, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon, ovat päivä päivältä huolestuttavampia. Sotilaiden rooli hallituksessa on johtanut sellaisiin uudistuksiin kuin sovittelulain, sovinnonlain uudistaminen, joka johtaa rikollisten vapauttamiseen. Ja on osattu syytöksiä hallitusta kohtaan, jotka koskettavat presidenttiin, jotka ovat eh, jotka on toimittu sisikiä vastaan. Vuonna 2018 ihmisoikeuksien puolustajat on pidätetty tässä maassa ja myöskin näin joukossa on neljä toimittajaa, joiden suurin rikollisuus oli se, että he puhuivat teollisuudesta. Huolimatta kansallisesta tuesta henkilöt, kuten Lolita Chavez, eivät voi palata kotimaahansa. Haluaisin muistuttaa Kuotavan hallitusta siitä, että kuten tässä pääsolossa todetaan, täytyy katsoa, että se pitäisi, pitäisi pois EUn e ja Keski-Amerikan välisestä sopimusta, jos ei ala kunnioittaa ihmisoikeuksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Becerra, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kansainvälinen rankais rankaisematta jättämistä vastaan, niin komitea on tehnyt erinomaista työtä komissiossa 11 vuoden ajan. Se on osaltaan saanut edellisiä lakiuudistuksia aikaan, se on 34. Komissio on myöskin kääntynyt sel- presidentti Jim Moralesin perheensä vastaan, ja tämä on johtanut siihen, että kun osoitti myöskin hyödyllinen tämä komissio on ollut, että vaikkakin hallituksessa on rikoksia mennessä sanotin myöskin näyttää siltä, että tämä on hyvin eh, vakiintunut mutta myöskin muissa yhteydessä on tärkeää, että katsotaan, miten otetaan kansainvälistä yhteistyötä, koska periaatteena täytyy olla ihmisoikeudet ja demokratia. Unionin tulee vaikuttaa siihen suuntaan, että loppuisivat nämä ihmisoikeusikomukset, koska täällä on niitä se ei koskaan saa palata takaisin Kuotemalaan. Kiitos. Seuraavana Edustaja Hauregi Attondo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja kiitos myös niistä ponnisteluista nimeni ääntämisessä. Puhumme nyt maasta Guatemalasta, joka on äärittäin ensimmäisen köyhä maa, jossa valtaisaa eriarvoisuutta. Maa, jossa on väkivallan kulttuuri, joka on hyvin vakava ja jossa on huumekauppaa hyvin vaarallisella tasolla. Kysymys on maasta, jossa on paljon korruptiota. Puhumme siis maasta, joka todellakin on, kuten kaikki täällä totesitte, jossa on hyvien niin suuria ongelmia, jotka liittyvät oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin. Mutta se on kuitenkin maa, Yst- maa, jonka kanssa odotamme yhteistyötä, maa, josta pidämme, jota haluamme auttaa. Ensi kesäkuussa pidetään vaalit, hyvin tärkeät vaalit, ja on suurta toivoa siitä, että tämä poliittinen muutos todellakin saisi aikaan parannuksen. Euroopan täytyy auttaa tätä maata – ja sitä tehdään tänään myöskin sillä, että tuomitsemme hallituksen, joka toimii niin, että se todella vakavasti rikkoo ihmisoikeuksia, etenkin ajatellen kansainvälisen rankaisematta jättämisen vastaisen komitean toiminnan mahdottomaksi tekemisen yhteydessä. Tämä on hyvin tärkeä YK-elin. On tärkeää, että toteutetaan seuraamuksia tätä maata vastaan, jos se ei siirry kohti vapautta ja demokratiaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tsehovski, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Eurooppa toimii parhaiten sen omien arvojensa perusteella, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian perusteella. Nämä ovat ne kaksi arvoa, joita Guatemala ei ole koskaan saanut kokea, mitä sillä ei ole koskaan ollut. Ja jos mitään ei tehdä tuon hallinnon suhteen, niin Guatemala ei tule niitä myös tulevaisuudessakaan näkemään. Korruptio on usein otettu huomioon kansainvälisten toimijoiden puolelta. Korruptio, joka liittyy hallitukseen ja hyvin monet ihmisoikeus aktivistit ovat huomauttaneet hallituksen korruptuneisuudesta ja diktatuurista. Ja monet ihmisoikeusaktivistit ovat joko kuolleet tai kadonneet epäselvissä olosuhteissa. Kyseessä on köyhä maa, siellä on useita ongelmia, siellä on yhteiskunnallisia jakaumia ja Hallituksen edustajat ovat viime vuosina pohjanneet toimintansa nationalismille. He ovat pyrkineet myös yllyttämään vihaan heitä kritisoivia vastaan. Tämä on johtanut siihen, että ihmiset ovat kapinoineet liian vähän silloin, kun heidän ihmisoikeuksiaan on rikottu. Ja tästä syystä haluamme omalla toiminnallamme vedota kansainvälisen yhteisön, jotta autettaisiin Guatemalan kansalaisia ja muutettaisiin poliittista tilannetta tuossa maassa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kansanpuolueen puheenvuoron käyttää edustaja Salafranka. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Meillä on edustanut parlamenttia silloin, kun allekirjoittiin rauhansopimukset Guatemalassa ja me uskomme, että Guatemala etenisi silloin, että se kunnioitettiin ihmisoikeuksia ja että taisteltaisiin mutta vastaan. Kuitenkin ymmärrän, että tämä päätösoma edustaa sitä tilannetta, joka on hyvin huolestuttava tällä hetkellä maassa. Haluaisin korostaa muutama asia, jotka sisältyvät tähän päätöslauselmaan ja se, että siinä viitataan siihen, että on välttämätöntä saada aikaan todellinen arvio siitä, mikä vaikutus on on ollut tällä työllä, joka liittyy nimenomaan oikeuslaitokseen. Ja ennen kaikkea puhemies, se, että katsotaan, mikä tämä instituutio tukee näitä oikeuksia hyvin lailla tuella, joten tämä tilanne on kuitenkin vähitellen heikkenemässä tällä hetkellä maassa. Kiitos. Edustaja Salafranca. Teille on esitetty sininen kortti edustaja Mirandalta. Haluatteko vastata tähän? Olkaa hyvä. Pani, Pani Miranda, proszę o pytanie. Edustaja Miranda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olen hiukan yllättynyt, kun puhutaan ihmisoikeuksista. Ja kun, jos me puhumme Venezuelasta, niin tilanne on toisena, kun on yhtäneet kriteereitä. Meillä on päätösohjelma, esitys, jonka on allekirjoittanut myöskin kansanpuolue, ja jossa on hyvin ajattelen tärkeitä puheenvuoroja tänään. Nyt kuitenkaan äänestää tyhjää tai sanotte, että tämä ei ole kuitenkaan syvällinen eh, päätös. Minä hiukan nyt kyllä hämmästyttää tämä tekopyhyys. Oletteko te valmiita äänestämään tämän puolesta? Eh, eh, Minusta näyttää siltä tämä niin sanamuoto ei ole minusta sellainen, joka on sovelias, ajatellen sitä, miten kohtelee sitä Se käytetään täällä, jos tätä, minä haluaisin sanoa, että te olette käyttänyt hyvin vakavaa kieltä. Czy pan Salafranca przyjmie drugie pytanie w trybie? Niin, sopiiko edustaja Salafranca, että vastaatte myös toiseen kysymykseen? Sopiiko se teille? Wobec tego bardzo proszę, panie pośle, proszę zadać pytanie. Olkaa hyvä. Ah, no. Thank you. Okei, okay. jako na... No, selvä. Seuraavaksi edustaja Assis, olkaa hyvä. Äh, Infelizmente estamos de novo hoje aqui a falar de uma situação de... Jälleen kerran valitettavasti tässä nyt puhutaan tilanteesta, jossa Latinalaisen Amerikan maalla on outo suhde oikeusvaltioperiaatteeseen. Olemme puhuneet aiemmin Nicaraguasta. Ja Nicaraguan hallinnosta esitettiin aika teräviä huomautuksia. Tänään puhutaan toisesta tilanteesta, mutta sellaisesta, joka muistuttaa aika pitkälti tuota Nicaraguan tilannetta. Jos katsotaan Guatemalan tilannetta, nähdään, että asiat ovat menossa vain huonompaan suuntaan, jos puhutaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Rankaisematta jättämisen vastaisen komitean suhtaudutaan nuivasti ja siihen, äh, sen toimintaa rajoitetaan. Nyt puhutaan perustavanlaatuisten oikeudellisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Ja Guatemalan kansa on hyvin usein joutunut tilanteeseen, jossa sen ihmisoikeuksia on poljettu. Meidän täytyy erittäin huolellisesti katsoa tätä tilannetta Euroopan parlamentissa. Edustaja Miranda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olimme hyvin huolestuneita Guatemalan tilanteesta. Hyökkäykset ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, niin alkuperäisväestöä vastaan ja sosiaalisia järjestöjä vastaan ne eivät ole loppuneet. Me haluamme, että keskeytetään, on myöskin lopetettu kansainvälisen kansainvälisen komitean toiminta, koska se on puuttunut presidentin sukulaisten korvotuneeseen toimintaan ja myöskin karkotettu maasta suurlähettiläs, Ruotsin suurlähettiläs. Tämä Äh, tässä ihmisoikeuksien aikana on syntyneissä ihmisoikeusrikkomuksiin on puututtu tässä yhteydessä väkivaltaan sisällön aikana ja myöskin laki, joka koskee kansalaisjärjestöjä, jossa pyritään vain siihen, että rajoitetaan niiden ilmaisuvapautta ja kokoontumisvapautta. Kuotamalla on maa, joka on militarisoitunut, vaikka näyttäisi, ja niin tilanne oikeusvaltiosalta heikkenee päivä päivältä. Olemme huolestuneet ihmisoikeuksien puolustajien tilasta ja me haluamme puhua niiden puolesta, jotka ovat vankiloissa ja jotta he voisivat ja myöskin että on tärkeää, että voisi henkilöt voisivat palata takaisin oman maahansa rauhassa. Valitettavasti Guatemalan hallitus on säilyttänyt joidenkin harvojen perheiden oikeuksia, jotka ovat maanomistajia. Kiitos, edustaja Miranda. Seuraavaksi edustaja Sosnies, olkaa hyvä obsesyjny seksizm jest chyba najbardziej uciążliwą chorobą tego parlamentu która. näyttää siltä että tässä parlamentissa on tautivalloillaan, joka sitten kaikki järkevät aloitteet tuhoaa. Eli sitten tällaisia äärimmäisen huonoja kohtia päätyy jokaiseen tekstiin. Euroopan parlamentti ilmaisee huolensa naisten murhista. Suurin osa Kuotamalan murhista kuitenkin kohtautuu, mie- suuntautuu miehiä vastaan. Eli jos sata naista tapetaan, niin yli 5000 miestä vastineeksi kyllä sitten saa hen- menettää henkensä. Eli naisia on 8 prosenttia kokonaisosuudesta, eli kyllä pitäisi puhua yhtä lailla myös miesten murhaamisesta. Tässä kontekstissa käytetään aivan abstraktisti näitä teesejä, joita halutaan puolustaa päätöslauselmassa. Euroopan parlamentti ilmeisesti haluaa puolustaa enemmän naisia kuin miehiä. Mutta mistä tämä johtuu? Mitä tämä tarkoittaa, jos halutaan puolustaa ennen kaikkea naisia? Tällä äh, lainsäädäntökaudella, joka kohta tulee päätökseensä, äh, on nyt toimittu tällä tavalla. Ja toivon, että seuraavalla kaudella sitten nämä feministinatsit äh, eivät toimi aivan yhtä näkyvästi panie przewodniczący! koleżanki i koledzy! nie ulega wątpliwości że sytuacja związana z. Niin. varmasti ihmisoikeustilanne guatemalassa on hyvin huolestuttava ennen kaikkea kun ajatellaan iskuja jotka kohdistuvat eh, ihmisoikeuspuolustajia vastaan. iskut naisia vastaan ovat viime vuosina lisääntyneet ennen eh, aivan erityisesti. Sitten on tämä lainsäädäntöhanke, jolla pyritään yleiseen rankaisemattomuuteen tiettyjen rikosten suhteen. Me olemme peloissamme, sillä kyse on siitä, että luovuttaisiin rankaisemisesta esimerkiksi sisällissodan sotarikoksiin osallistuneiden kohdalla. Kyse ei ole pelkästään siitä, että ihmisoikeuksia näin poljettaisiin, vaan samanaikaisesti tämä voi olla ikään kuin ennakkomerkki yleisemmästä strategiasta niin, että juonitaan yhdessä ja jätetään rankaisematta näitä ihmisoikeusrikkomuksia. Kiitos edustaja Schonkeli, olkaa hyvä. Mr. Kelly, floor is yours, please. Eh, Guatemala teki edistystä ihmisoikeuksien edistämisessä aiemmin, kun se oli aiemmin yhteistyössä YK kanssa ja sillä oli rankaisematta jättämisen vastaisen komitea, mutta tämä yhteistyö on nyt keskeytynyt Jimmy Moralesin presidentin päätöksestä. Sesikin mandaatti ei ole uusittu sen jälkeen, kun se päättyi vuonna 2018 syyskuussa. Ja Sessigin Jotta Nivan Velaskesin pääsy maahan on kielletty. Rankaisematta jättämisen torjunta Guatemalassa on äärimmäisen tärkeää ja pyytäisin presidentti Moralesia pohtimaan uudelleen päätöstään ja päästämään Velaskesin maahan. Hyvin moni haluaa lähteä maasta, koska rankaisematta jättäminen on niin yleistä ja ihmisoikeuksia puoletaan niin voimakkaasti. Lisäksi pelotellaan syyttäjiä, tuomareita ja oikeusjärjestelmä on korruptoitunut. Kiitoksia. Kiitos. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Pospisil. Kiitos puhemies. Voin yhtyä edellisten puhujien kommentteihin ja vetomuksiin. He vaativat tiukkoja toimia Guatemalaa vastaan. On selvää, että tilanne on heikentynyt maassa. Entisenä oikeusministeriä minua kiinnostaa erityisesti äh, korruptiovastainen taistelu. SISIG-komitea on nyt äh, joutunut lopettamaan työnsä hallituksen päätöksellä ja tämä on todella huono merkki. Meidän todella täytyy puuttua tilanteeseen. On paljon korruptiota, on myös selittämättömiä murhia. Maassa tarvitaan kansainvälistä toimijaa, korkearvoista toimijaa, joka taistelee korruptiota ja vakavia rikoksia vastaan. Jos katsomme vain äh, hallituksen toimia sivusta, niin tämä olisi todella huono asia. Nyt meidän tulisi todeta, että että olemme tyytymättömiä hallituksen toimiin. Kiitos edustaja Pospisil. Sitten edustaja Castaldo, olkaa hyvä. Grazie mille. Kiitos puhemies. Maria Magdalena Kutsok, 39-vuotias, on teiniästä lähtien taistellut Maija-yhteisössä sitten syntyi eh, öljyyritysten ja alkuperäisväestön välille eh, huomattavia ristiriitoja. Monet muutkin ovat joutuneet ristiriitaan luonnonvarojen hyödyntämisen suhteen. He puolustavat aina ihmisoikeuksia. 26 eh, viime vuonna sai surmansa ja lisäystä on tapahtunut yli 100 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maassa on hallit hallitus myös yksipuolisesti lakkauttanut CICG-komitean, joka perustettiin aikaisemmin. Ja sitten halutaan vielä muuttaa lainsäädäntöäkin ja annettaisiin armahdus kaikista niistä rikoksista, joita hallitus on ollut ikään kuin hyväksymässä. Vaarat ovat siis todella korkealla tasolla. Ha- ha- Hallituksen täytyy välittömästi lopettaa alkuperäisväestön ja aktivisteihin kohdistuvat rikokset ja meidän täytyy käyttää ihmisoikeuslauseketta assosiointisopimuksessa. Muutoin me emme ole koskaan uskottavia Kuotamalan kansalaisten silmissä. Kiitos. Kristina Morvai, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, Ihmisoikeusasianajana minun sydämeni on aina lähellä tämän tyyppisiä tarinoita kuin olemme kuulleet tänään. Ihmisistä, jotka poliittisista syistä joutuvat mielivaltaisten rikosoikeudellisten kohtelujen, käsittelyjen kohteluksi ja että on poliittisia vankeja, jotka ovat vankiloissa, joissa heitä jopa kidutetaan. Nämä tarinat tänään koskevat Kasakstania, Irania ja Guatemalaa. Mutta, hyvä komission jäsen, voisitteko kertoa meille poliittisten vankien tilanteesta Ranskassa ja, ja Espanjassa? Mitä tapahtuu hen sadoille tai tuhansille kenties, jotka pidätettiin joukko aikana. Heidät pidättivät Macronin viranomaiset, mitä heille on tapahtunut, mikä on heidän oikeudellinen tilanteensa. Ja entä poliittiset vangit, jotka pidätettiin, koska he taistelivat Katalonian itsemääräämisoikeuden puolesta. Voisitteko kenties kertoa meille lyhyesti, mikä on tilanne meidän osaltaan? Kiitos. Edustaja Faria, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Depois de ter estado na Nicarágua há dois meses atrás para verificar no terreno Kiitoksia. Kävin Nicaraguassa muutama kuukausi sitten tarkistamassa ihmisoikeusrikkomustilanteen, kun ihmiset, jotka vastustivat Ortegan hallitusta, olivat siellä. Toinen hallitus Latinalaisessa Amerikassa, joka näytti olevan tiellä demokratiaan, on nyt, kuten olemme saaneet nähdä, pyrkinyt hyväksymään lainsäädäntöä, joka itse asiassa kääntää koko tämän kehityksen päälailleen. Rankaisematta jättämisen ajatus, kuten myös se, että toimitaan niitä kansalaisjärjestöjä vastaan, jotka pyrkivät parantamaan tilannetta Guatemalassa, on aivan ilmiselvää. Myös alkuperäiskansojen tilanne huononee. Jos nämä lait menevät läpi, niin ne asettavat vaaraan koko assosiaatiosopimuksen Keski-Amerikan kanssa ja sen poliittisen vuoropuhelun, joka meillä Guatemalan kanssa on. Meidän tulee varmistautua siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan tuossa maassa. Stanislav Polčak. Kiitos edustaja Polčak, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Ehm, Kiitos, puhemies. Guatemala on köyhä maa, mutta sillä on valtaisa potentiaali. Valitettavasti kuitenkaan ei ole käytetty tehokkaasti tätä potentiaalia. Guatemala on maa, joka on ollut hyvällä tiellä, mutta tilanne on radikaalisti muuttunut. Ajatellen sitä, että ihmisoikeuksien tilanne on heikentynyt. Ja kun puhutaan rankaisemattomuudesta, meidän täytyy tuomita tämä tilanne. Samoin kuin tilanne, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja myöskin väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Edustaja Sosnies mainitsi sen, että väkivalta kohdistuu miehiin on myöskin suurta, mutta olen varma, että tätä väkivaltaa kuitenkaan eivät harjoita naiset, joten meidän pitäisi käyttää kaikki keinossa olevat, käytössä olevat keinot, jotta voimme saada kansainvälistä painostusta ja samoin tietysti myöskin käyttää kehitysapua ja siirtyvän välintä meidän tulisi ehdottomasti olla äärimmäisen tiukkoja suhteessa Guatemalan viranomaisiin. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää näistä puheenvuoroista. Nyt olemme kuunnelleet ne loppuun ja komission se Mimica saa puheenvuoron. Arvoisat jäsenet, kiitos siitä, että saan mahdollisuuden käyttää puheenvuoron parlamentissa poliittisesti ja ihmisoikeustilanteesta Guatemalassa. Euroopan unioni ja Guatemala omaavat vankat kahdenväliset suhteet yhteisten sitoumuksen ja luottamuksen pohjalta. Juuri tästä syystä onkin tärkeää todeta, että me olemme huolissamme oikeusvaltion heikentymisestä ja tämä näkyy hyökkäyksissä joita viime aikoina on tapahtunut korruptiovastustajia vastaan. Ja siinä, että CICIG-komitea on, on nyt joutunut lopettamaan toimintansa hallituksen päätöksen takia. Parlamentti on myös tehnyt aloitteita, jotka voivat heikentää parlamentista toimintatilaa ja lisätä rankaisemattomuuden mahdollisuutta niistä rikoksista, joita tehtiin sisällissodan aikana. Euroopan unioni on vankasti tukenut CISIG-komiteaa sekä rahoituksen kautta että myös poliittisesti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopan unioni on tarjonnut 22 miljoonaa euroa korruption vastaiseen YK-työhön vuonna 2019 viimeisellä mandaattivuodella hyvin vaikeissa olosuhteissa meidän osuutemme yltää 5 miljoonaan euroon korruption vastaisen taistelun, rankaisemattomuuden vastaisen taistelun saavutukset ovat olleet huomattavia. Ne ovat myös vähentäneet omalta osaltaan rikollisuutta Kuotemalassa. Vaikkakin hyökkäyksiä tapahtuu jatkuvasti, Sisik-komitea on siitä huolimatta kunnioitettu ja arvostettu Kuotemalassa. Ihmiset tietävät, että korruptio vie pohjaa pois instituutioiden toiminnalta, oikeusvaltion periaatteelta ja viime kädessä myös demokratialta. Haluan siis toistaa vielä seuraavan. Euroopan unioni on Guatemalan rinnalla tukena. Unioni pitää kiinni sitoumuksestaan korruptiovastaisessa taistelussa. Euroopan unioni tukee myös CISIG-komiteaa. Totta kai tuemme kaikkia ponnisteluja korruptiota vastaan, joita Guatemalan oikeuslaitos toteuttaa. Sillä on keskeinen rooli rankaisemattomuuden vastaisessa työssä – vallan tasapainossa ja tuomioistuinten päätösten kunnioittamisessa. Tämä on tärkeää, koska kyse on oikeusvaltion periaatteiden kulmakivestä. Yleinen turvallisuustilanne Kuotemalassa on viime aikoina parantunut, mutta ihmisoikeuspuolustajien suojelu ja muiden aktivistien suojelu ja kuolemantapausten ja hyökkäysten välttäminen jatkossa on kiireellinen tehtävä. Ihmisoikeuspuolustajat ovat joutuneet maksamaan korkean hinnan viime vuonna, kun henkensä menettäneiden määrä on kaksinkertaistanut ihmisoikeusjärjestöjen tietojen mukaan. Alkuperäisyhteisön johtajat, ympäristöaktivistit ja LGBTI-yhteisön jäsenet ovat olleet erityisesti iskujen kohteena. Me kunnioitamme täysin Guatemalan demokraattista prosessia. Haluamme kuitenkin ilmaista huolemme kahdesta lainsäädäntöhankkeesta, joista parlamentissa Guatemalassa tällä hetkellä keskustellaan. Ignacio Corrao nosti tämän esille aivan oikein. Toinen heikentäisi kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Niiden rekisteröintimahdollisuuksia rajoitettaisiin ja myös toimintamahdollisuuksia rajoitettaisiin. Se myös vaarantaisi sen demokraattisen roolin, joka avoimella ja vapaalla kansalaisyhteiskunnalla on. Toinen lainsäädäntöluonnos puuttuisi kansalaissodan, sisällissodan jälkeen hyväksyttyyn äh, äh, lakiin, joka pyrkii saamaan rangaistuksia aikaiseksi ihmisyyttä vastaan kohdistuneista rikoksista jäsenvaltioiden suurlähetystöt, jotka toimivat Guatemalassa, ovat myös olleet vaikeassa tilanteessa. Kanada ja Yhdysvallat ovat julkisesti puhuneet eh, tätä lainsäädäntöä vastaan. Eh, eilen kongressi ei ollut päätösvaltainen tämän armahduslain suhteen, mutta meidän täytyy kuitenkin pysyä valppaina. Sitä ei ole vielä täysin hylätty. Myöhemmin tänä vuonna kesäkuussa maassa järjestetään vaalit. Me kunnioitamme luonnollisesti vaali. vaalikautta. Vaalit ovat tärkeä ajankohta. Ihmiset voivat kokoontua, keskustella näkemyksistään ja valita maan johdon. Vaaleja tulisi käyttää demokratian ja, peru- ja oikeusvaltion vahvistamiseen – eikä toimia niin, että viime vuosikymmenten edistysaskeleet peruttaisiin. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Olen saanut seitsemän päätöslauselma luonnosta tämän keskustelun päätteeksi. Vihreiltä, EFDDltä, ECRltä, QE, ALDE-ryhmältä, ST-ryhmästä ja EPPstä. Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta tänään. Keskeytän istunnon kello 12 saakka ja silloin ryhdymme äänestämään. Kiitos komission jäsen. Haluan kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä. Jatkamme kello 12. Der Präsident. Puhemies. Istunto on avattu. Aluksi minulla olisi kaksi ilmoitusta. Meillä on ilo toimittaa tervetulleeksi Kanadan parlamentin valtuuskunta Scott Simsin johdolla. valtuuskuntaan Strasbourgissa, koska täällä on 14 parlamentaarisen yhteistyön komitean kokous Euroopan unionin ja Kanadan välillä. Euroopan unionin ja kanaviset suhteet ovat viime vuosina strategisen kumppanuuden sopimuksen ja kattavan talous- ja kauppasopimuksen ansiosta, samoin kuin pääministeri Trudon täysin pitämän puheen vuonna 2017 jälkeen vahvistuneet huomattavasti. Sopimukset ovat, eivät ole pelkästään ilmaisu yhteisistä arvoista, vaan sen lisäksi ne ovat edistäneet yhteistyötä lukuisilla alueilla, lukuisten aloitteiden muodossa, joiden kautta on edistetty monikeskistä yhteistyötä rauhan, demokratian ja oikeusvaltion alueilla. Teidän läsnäololle merkitsee myöskin sitä, että parlamentin väliset suhteet ovat syventyneet meidän parlamenttien välillä ja nämä tuli ilmi jo vuonna 2017 yhteisellä julkilausumalla. Tätä Tämän vuoksi on suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi meidän parlamenttiimme. Toivon, että teillä on menestyksellä tapaamisia ja toivotan teille kaikkea hyvää. Ennen kuin ovat, olisin myöskin kaikkien nimissä toivottaa tervetulleeksi ukrainalaisten parlamentin jäsenten valtuuskunnan, jotka ovat tulleet yhdeksänteen eh, parlamenttien välisen yhteistyövaliokunnan kokoukseen. Hyvät ystävät Ukrainasta, niin kuin hyvin tiedätte, tämä parlamentti viimeisten vuoden aikana on erityisesti kiinnittänyt huomiota maanne tilanteeseen. sekä uudistusprosessiin eh, siinä mielessä, että on pyritty tukemaan ihmisiä, jotka olivat Maidan aukiolla, samoin kuin olemme myöskin puolustamaan teidän alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeuttanne. Meidän tukemme tuli esille viimeksi vuonna 2018, jolloin Oleksen Tsov sai Saharov-palkinnon. Olemme iloisia siitä, että olette täällä meidän luonamme ja toivomme, että teillä on menestyksekäs kokous. Sydämellisesti tervetuloa vielä kerran. Hyvät kollegat, kun viimeksi johdin äänestyksiä, ilmoitin, että juuri nyt ennen vaaleja otan vastaan vain sellaisia puheenvuoropyyntöjä, jotka todella koskevat e, työjärjestystä. Siksi pyydän jokaista mainitsemaan kohdan työjärjestyksessä, jonka pohjalta pyytävät puheenvuoroa Voitte olla varmoja siitä, että suhtaudun suurella myötätunnolla teidän asioihinne, mutta tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, minkä, että noudatan tätä periaatetta ja pidän siitä kiinni. Haluaisin kuitenkin tehdä yhden poikkeuksen siksi, että tänään ei ole ollut puheenjohtajakokousta. Siksi edustaja Lambert saa nyt puhua asiasta, jonka halusin tänään ottaa esille puheenjohtajakokouksessa, mutta muuten en anna puheenvuoroja, jotka eivät koske työjärjestystä. Herra Lampaja. Temi scusi. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puhemies. Puhemies, artiklan 11 kohdan 1 mukaisesti työjärjestyksessä haluaisin kiinnittää parlamentin huomion tähän artiklaan, joka toteaa, että jäsenten täytyy kunnioittaa toinen toisiaan niiden periaatteiden ja arvojen mukaisesti, jotka on kirjattu ennen kaikkea perusoikeuskirjaan jäsenet, mukaan luettuna puhemies, kunnioittavat parlamentin arvokkuutta, emmekä tee mitään sellaista, joka voisi haitata parlamentin mainetta. Antonio Tajani, puhemies eilen Italian mediassa, antoi lausuntoja ja hän totesi, että fasisti äh, hallinto Mussolinin aikana teki hyviä asioita Italiassa. Ja hän ikään kuin totesi, että kyllähän voi olla hyvääkin sellaisessa valtakoneistossa, joka tuhoaa demokratian. Minun mielestäni tällainen lausuma on epäsopiva parlamentin puhemieheltä. Hyvät kollegat, Nämä lausumat ovat kunniattomia, sopimattomia ylikansallisen parlamentin puhemiehen suusta. Euroopan unionin parlamentin puhemies äh, nimenomaan joutui toimimaan niin, että enää koskaan emme joutuisi kokemaan tällaisia fasistihallintoja äh, koko mantereella. Eli pyydän parlamentin puhemiestä vetämään pois nämä lausumat. Muuten hänen täytyy vetää itse itsensä pois. Varmastikin ymmärrätte, että aiemmin käy keskustelua asiasta. Puheenvuoroa on pyytänyt myöskin edustaja Zimmer saman lausunnon pohjalta, että tänään ei ole puheenjohtajakokousta. Hän saa puheenvuoron. Edustaja Zimmer. President. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Valitettavasti eilen päätettiin, että puheenjohtajakokousta tänään, kokousta tänään ei pidetä. Eilen iltapäivällä sain tietää, tästä radiohaastattelusta, josta kollega Lambert juuri puhui. Ja minä joka tapauksessa tänä aamuna olisin ottanut sen esille, jos olisi ollut puheenjohtaja kokous. Tänä aamuna ryhmäni nimissä tästä syystä olemme esittäneet julkilausuman ja lähettäneet lehtitiedotteen, jonka mukaan me ryhmänä vaadimme, että Euroopan parlamentin puhemies eroaa tehtävästään, koska ei ole mahdollista – että koska ei ole mahdollista, että tämän demokraattisesti valitun parlamentin johdossa, jolla on konkreettinen tehtävä, nimittäin estää se, että enää koskaan viha, fasismi, antisemitismi ja ilmapiiri, olisivat se asia, jotka määrittäisivät ilmapiirin meidän maidemme välillä. Ja että tämän parlamentin johdossa on mies, joka tekee harmittomaksi Mussolinin kauden, puhuu kuin Mussolini olisi joku, joka jo vast, jostakin tietystä ajankohdasta lähtien olisi muuttunut fasistiksi. Haluaisin muistuttaa siitä, että tässä parlamentissa istuu ihmisiä, tässä parlamentissa istuu ihmisiä, joiden vanhemmat isät ja äidit jo 11 vuotena, kun Mussolini oli vallassa, vangittiin. Se, että me täällä parlamenttina yhä toistuvasti puhumme, puhumme siitä e, julkilausumasta, jonka kautta perustettiin e, Euroopan unioni, nimittäin Rooman sopimukset in vertretung von herrn bullmann erteile ich jetzt frau zimmer frau zimmer frau zimmer nein edustaja Zimmer, ryhmän puheenjohtaja, teillä ei ole enää puheenvuoroa. Rouva Zimmer, teillä ei enää ole puheenvuoroa. Minä pyydän teitä nyt istuutumaan. Pyydän teitä keskeyttämään. Istutukaa. Teillä ei ole puheenvuoroa. Ryhmän puheenjohtajat on valittu siksi, että heillä on erityistä taitoa ja se merkitsee sitä, että he myöskin pitäytyvät tietyssä puheajassa. Te puhuitte lähes kaksi minuuttia. Nyt, nyt herra Weidenholzer puhuu ryhmän johtaja Bulmanin puolesta. Minä pyydän, että kuuntelette minua. Kiitos. Puhemies Tajani esitti eilen ärsyttäviä kommentteja Mussolinin toiminnasta. Monien ihmisten mielestä tuon synkän kauden harmittomaksi puhuminen on valitettavasti ikävä asia, ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun meidän puhemiehemme tekee omanvaltaisia tulkintoja historiasta ja esittää ne julkisuudessa. Tämä kaikki ei vastaa meidän perusnäkemystämme, ja se on ristiriidassa sen näkemyksen kanssa, miten tuossa tehtävässä täytyy toimia puolueettomasti. Edustaja Bulman jo eilen äh, arvosteli puhemiehen kommentteja ja siksi meidän ryhmämme vaatii, että puhemies välittömästi yksityiskohtaisesti ottaa kantaa esittämänsä lausuntoihin ja varaudumme siihen, että voimme vaatia lisätoimia. Euroopan kansanpuolueen puolesta nyt edustaja González Pons. Puhemies. On laki, joka koskee poliitikkoja, jotka ovat vaalitaistelussa, jotka ei pidä olla välttämättä hyvää, välttää tilaisuutta käyttää hyvää keskustelua, mutta todellisuudessa Forenza, ich fordere Sie auf diesen... Edustaja Forenza, pyydän teitä poistumaan tuosta paikasta. Pyydän teitä poistumaan tuosta. Pyydän Voisitteko poista? Minä pyydän, että poistutte tuosta paikasta. Kollega González. Pons. Että on siis laki, joka koskee kampanjaa kuin vain lakia, joidenka ei välttää hyvää taistelua, on myöskin populistinen logipolitiikka, että, että pitää pyrkiä saamaan aika hyviä spektaakleita. Minun ryhmäni, kansanpuolueen ryhmä, tuomitsee varauksetta fasismin, frankon fasismin, natsismin ja kommunismin. Me emme voisi katsoa, että voi olla mitään epäilystä siitä, mikä on meidän parlamenttiryhmämme kanta. Antonio Tajani on demokraatti. Hän on ollut siitä eiliseen päivään, hän on sitä tänään ja on sitä huomenna. Me kaikki tunnemme, suurin osa täällä olevista olemme valinneet hänet ja me kaikki olemme valinneet hänet puhemieheksi. Hän on seurannut meidän keskustelujamme, ohjannut meidän keskustelujamme ja Tajani jakaa, kuten hän on julkisesti sanonut minun ryhmässäni, hän jakaa sen tuomion, jonka osoitamme fasismille, frankonfasismille ja natsismille, ja hän tuomitsee myöskin kommunismin. Minä olen kuunnellut teitä, herra Lambert, joten ei tarvitse hermostua. No, me, me, kun me puhumme poliittisista vangeista Venezuelassa ja puolesta teitä on myöskin puhuneet muista poliittisista vangeista. Ja samalla kunnioituksella, kun te olette kuunnellut minua, teidän, minä olen kuunnellut siis teitä. Joten sanottoni tämän, herra puhemies. Me kaikki voimme tehdä virheitä tiedotusvälineissä ja me kaikki voidaan myöskin katsoa sitä, että se vääristyy, mitä me sanomme tiedotusvälineissä. Ne olosuhteet, joita Tajana on ottanut tässä yhteydessä, hän ei puolesta niitä. Herra edustaja Gonzales Pons, pyydän. Me, edustaja, edustaja Gonzales Pons. Meidän pitää käydä tulla tässä salissa. Edustaja Gonzales Pons, teillä ei ole enää puheenvuoroa. Teillä on enää puheenvuoroa enää. Teillä ei enää ole puheenvuoro. Teillä ei enää ole puheenvuoro. Lähes kolme minuuttia. Nyt pyysin rouva Simeriä keskeyttämään puheenvuoronsa. Meillä ei ole nyt mahdollista käydä pitkää keskustelua tästä aiheesta. Tämä lyhyt keskustelu sen salin siksi, että tänään ei ollut puheenjohtajakokousta. Kaikkia muita koskee se, että pyydän edustaja Forenza, minä en vie teiltä teidän oikeuksianne mutta mainitkaa se kohta työjärjestyksessä, johon te viittaatte. Muussa tapauksessa keskeytän puheenvuoronne. Puhemies, artikla 21 on kyseessä. Haluaisin todeta teille, että myös te käytätte väärin asemaanne eh, salissa tällä hetkellä. Sen, mitä eilen tapahtui ja sen vakavuus kyllä on seikka, joka on huomioitava myös työjärjestyksen pohjalta. Haluaisin muistuttaa teille, että fasistijärjestelmä Italiassa eh, kun muistamme Bivakkon tärkeän puheen, eh, vuoron eh, ja Frau Forenza, Sie haben nicht mehr... Edustaja Forenza, teillä ei ole puheenvuoro, minä keskeytän teidän puheenvuoronne ja huutamalla tilanne ei parane yhtään. Teidän mikrofoninne on nyt sammutettu eikä huutaminen auta. Säännöt, joita aion käyttää, ilmoitin alussa. Puhemiehellä on oikeus toimia tämän mukaisesti ja, ja koska ei ole puheita kokosta, niin siitä syystä annoin tilaa aiemmin käydylle keskustelulle, mutta muuten anna puheenvuoroja vain työjärjestyksen pohjalta, mutta en tämän keskustelun jatkamiksi, joka juuri käytiin. Nyt edustaja Miranda on kyltänyt puheenvuoroa ja teitä koskee aivan sama. Edustaja Miranda. Monet kiitokset, puhemies. Minä vaadin hiukan hiljaisuutta. Tajanin puhemiehet. Näin, Edustaja Miranda, edustaja Miranda, aivan tämä on se, mitä me emme nyt tee. Kysymys ei ole kunnioitamista. Teillä ei ole enää puheenvuoro. Olkaa hyvä, istuutokaa. Teillä ole puheenvuoro. Teillä en ole puheenvuoro. Istuutukaa. Frau Kollegin Mir- Edustaja Miranda, tämä ei ole kunnioituksen kysymys. Minä kunnioitan kaikkia asioita, mutta kysymys on työjärjestyksestä. No niin. Kuka vielä haluaa käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Herr Kollege, bitte. Hyvä kollega. Mr. President, I rise under rule one. Sääntö yksi kaikkien kollegoiden nimissä. Voisimmeko päästä äänestämään? Herra Fava, tämä oli selvästikin työllisyyspuheenvuoro, joten no niin, edustaja Sosnes. Jatko, kutko, Tylko krótko chciałem się odnieść, że e, jeśli mowa o... Kun puhutaan demokratiasta yhdellä lauseella, Altero Spinelli puhuu diktatuurista, e, vallankumouksellisten puolueiden demokratiasta. Edustaja Sosnies, täällä ei ole kysymys mistään tulkinnoista, vaan työjärjestyksestä. Herra Verhofstadt, hetkinen. Rafael Hofstad, joka pyysi puheenvuoron vielä tämän keskustelun yhteydessä, jota käytiin koskevalla puheenjohtajakokousta. Hän saa puheenvuoron, kun ensin olen hoitanut muut työjärjestyspuheenvuorot. Haluaa muu vielä käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Edustaja Jané. Frau Kollegin Jané. Monsieur le Président, Puhemies, hyvät kollegat, hieman vakavammin sanottuna ja lyhyesti ja juhlallisesti haluaisin ilmoittaa, että tänään me äänestämme päätöslauselmasta, joka liittyy neuvotteluihin, joita käydään Yhdysvaltain kanssa. Edustaja Sané, ei tässä nyt puhuta yksittäistä sisällöistä. Vien teiltä keskeltä puheenvuoron. Tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Viotti. Artiklan 21 pohjalta ja haluan puheenvuoron. Puhemies Tajani on italialainen ja eilen hän kommentoi sekä italialaisia että eurooppalaisia. Ei, edustaja Viotti, tätäkään en salli. Tämä ei voida käyttää työjärjestyksen kohtaa 21. Ei riitä, että käytetään kohtaa 21 tällaisena sesam aukene salasanana. Tämä ei ole mikään työjärjestyspuheenvuoro. Kuka vielä haluaa käyttää työjärjestyspuheenvuoron? 5, 7, 9. 597. Kollega Agea. Edustaja Agea. Äh, Frau Kollegin Agea. Edustaja Agea. Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa, että fasismin koneisto Italiassa... Hyvä edustaja. Tätäkään puheenvuoroa en salli. Teillä ei ole puheenvuoro. Teidän mikrofoninne on sammutettu. Olkaa hyvä, istuutukaa. Muussa tapauksessa joudun pyytämään teitä palaamaan järjestykseen. Edustaja Agea, istuutukaa, olkaa hyvä. Teillä ei ole puheenvuoro, istuutukaa. Olkaa hyvä, istuutukaa. Olkaa hyvä, istuutukaa. Ja nyt kun näyttää siltä, että ei ole enää työllisyyspuheenvuoroja, jotka todella perustuisivat työjärjestykseen. Edustaja Verhofstadt saa vielä kerran puheenvuoron. Edustaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Uh, Mr. President. Hyvä puhemies. Hyvä puhemies. Esteban Pons oli käsittääkseni täysin oikeassa, kun hän muutama hetki sitten totesi, että kaikilta osapuolilta on todella tyhmää käydä tätä keskustelua täällä ja että tämä sekoitetaan vaalikampanjan alkuun, joka joillekin meistä nyt jo näyttää alkaneen. Mutta täytyy sanoa, että ensimmäiset, joiden tätä joiden tänään täytyy noudattaa, on, että Italian ähm, puhemies ei aloita omaa vaalikampanjaansa. Se on se ongelma, joka meillä on edessämme ja tästä syystä ja päätän tähän. Pyydän teitä. Te olette nyt tänään täysistunnon puhemiehinä. Pyydän työjärjestyksen nojautuen, että pyydätte puhemiestä vetämään takaisin sanansa, pahoittelemaan niitä ja sitten aloitetaan täysistuntotyö välittömästi. Se on teidän tehtävänne johtaa sitä. Herr Kollege Verhofstadt. Edustaja Verhofstadt. Minä olen ottanut tiedokseni teidän vaatimuksenne ja kaikessa mitä täällä tapahtuu, Totta kai minä saatan kaiken puhemiehen tietoon, mutta sitä tehdään julkisesti. Nyt tulemme sitten äänestyksiin. Ensiksi ihmisoikeustilanne Kasakstanissa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma, joka koskee Irania, yhteinen päätöslauselmaesitys, jota tukee seitsemän ryhmää puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten tulimme äänestykseen ihmisoikeustilanteesta Guatemalassa. Yht, seitsemän ryhmän yhteinen perusmaisitys aluksi tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Tarkistamme tarkist- tarkistuksen kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt päätösosama kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Zviefkan mietintö. Yksi äänestys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestys herra Fjellnerin mietinnöstä. Samoin yksi äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi De Langen ja Gualtierin mietintö. Aluksi edustaja McCarthy on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. sataviisikymmentäyhdeksän kappaleen kolme mukaisesti pyytäisin että ryhdymme äänestämään tarkistuksesta mutta valitettavasti epp ja sd ovat toimineet yhdessä ja estävät muiden ryhmien kannanotot tästä paketista joka antaa joka antaisi mahdollisuuden äänestäjille. Tai haluamme, että tehdään nimenhuutoäänestys, jotta voimme suojella eurooppalaisia kodinomistajia häädöiltä. McCarthy on, että äänestettäisiin äänest- sen sijaan, että olisi tällainen ennakova yhteensopimus. Herra Gualtieri. The test uh, adopted has been teksti, jos, joka on hyväksytty, sitä äänestettiin suurella enemmistöllä. Olen keskustellut Kiikoldin kanssa. Teksti on liian pehmeä, ei riian, riittävän tiukkasanainen. Nyt meitä syytetään päinvastaisesta. Tämä on tasapainoinen teksti, joka juuri estäisi sellaisen tapahtumisen, johon viittasitte. Eli rohkaisen teitä äänestämään samalla tavalla kuin valiokunnassa, jos äänestettiin laajalla enemmistöllä. Kiitos. Kiitos. Nyt äänestämme herra McCartin esityksestä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. tilapäinen sopimus, tarkistus 2, nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ensimmäinen kes- käsittely on näin saatettu päätökseen. Nyt edustaja Piiperin mietintö. Tarkistus 20, 62 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin ensimmäinen käsittely on saatettu päätökseen. Nyt edustaja Holmairin mietintö. Haluaisin viitata, että olemme yrittäneet saada nämä monet tarkistukset, joista näyttää, niin menut on niistä, niistä voitaisiin äänestää yhtenä kokonaisuutena, mutta ne, jotka halusivat minulta eivät tähän suostuneet, joten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 28 äänestyksellä. äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tulee monia nimenhuutoäänestyksiä. 29 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty 30. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 33. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 34. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 39 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 42 osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 42. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 43 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 44 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Ovatko kaikki? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. 46. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 47. Äänestys alkaa. ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 48. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt hylätty. Nyt tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt nimenhuutoäänestyksiin jälleen 17 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3. äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 21. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 18 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 27 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Tarkist, on kohta 27 toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 28 alkuperäinen teksti äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt tarkistus 14 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 nimenomaan äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 25 nimenomaan äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 26 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 27 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosakappale B alkuperäinen teksti äänestyksellä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt päätösosama kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin siirrytään katsomaan päätöslauselman esitystä, joka liittyy tasa-arvoon, sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Yksi. äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 6. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sen jälkeen sitten arkuperäisteksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäisteksti näin muokattuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sen jälkeen siirrymme käsittelemään Euroopan keskuspankin tilannetta. Edustaja Giegold vihreistä saa puheenvuoron. President. Puhemies, hyvät kollegat, Vireitten EFA-ryhmän nimessä viitaten 100 artiklan 191 työjärjestyksessä haluaisin pyytää sitä, että näiden mietintöjen äänestystä lykättäisiin. Viimeisimmässä päätöslauselmassa ja monen vuoden ajan olemme pyytäneet sukupuolten välistä tasa-arvoa EUn huippunimityksiin talouden alalla. Tilanne kuitenkin on sellainen esimerkiksi EKPssä, että siellä on yksi nainen ja viisi miestä. Johtokunnassa on yksi nainen ja 22 miestä. Ja sitten kriisiratkaisumekanismi yksi nainen ja viisi miestä. Sama toistuu muissakin instituutioissa. Sen takia kysymys kuuluukin, kuinka kauan naisten pitää odottaa eh, Euroopan parlamenttia, joka varmistaisi yhtenäiset mahdollisuudet, eikä vain hyväksyttäisi nimitystä toisensa perään, hyvät kollegat. Therefore, And therefore... Näin ollen puheenjohtajakokous on kirjoittanut kaksi kirjettä komissiolle ja neuvostolle. Ja olemme saaneet kovin vältteleviä vastauksia. Nyt on tullut aika. Kiitoksia kollega Giegold. Kollega Gualteri saa puheenvuoron, hän voi puhua tätä ehdotusta vastaan. Thank you. Uh, Kiitos puhemies. Voisin helpostikin sanoa, että päätöslauselma-äänestyksessä 207 jäsentä äänesti jo Goldin ehdotusta vastaan. Ja miksi sitten näin suuri enemmistö päätti, että äänestystä ei tulisi lykätä? Äänestyksen lykkääminen minun mielestäni olisi väärä vastaus aivan oikeaan kysymykseen kysymys, jonka nostitte esille, aihe on toki aivan oikea ja sen takia päätöslauselmassa meidän on määriteltävä toimintaohjelma, jonka avulla naisten määrää voidaan huippupaikoilla lisätä. Juuri tästä syystä olemme komission ja neuvoston kanssa keskustelleet, jotta löydämme eh, selkeitä sitoumuksia jatkoa varten näihin esitettyihin kysymyksiin. Mutta jos katsotte Kiikoldin pyyntöä, niin he ovat väärässä. Ja voin selittää, miksi näin on, jossa on vielä viisi sekuntia aikaa. Miksi pitäisi lykätä Laviolan nimitystä? 88 prosentin jäsenenemmistöllä nimitys on hyväksytty ja hän on pätevä ja koko menettelyssä naiset ovat kyllä päässeet ihan viime vaiheisiin saakka ehdokkaina. Kiitoksia kollega Gualtieri. Tässä on yksi minuutti aikaa käyttää näihin puheenvuoroihin. Ja Gigoldin jälkeen käytettiin vielä vastapuheenvuoro. Ja nämä perustelut pitäisi esittää siis yhdessä minuutissa. Nyt siirrymme nimenhuutoäänestykseen Gigoldin ehdotuksesta. Äänestys on alkanut. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt.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 ja hyväksytty. Ja näin siirrytään sitten katsomaan Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä. Myös salainen äänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Myös hyväksytty. Ja kolmas Gualtierin mietintö, joka koskee Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämistä. Jose Manuel Kampa. Myös salainen lippuäänestys. Salainen äänestys on kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrytään sitten ihmisoikeusloukkauksia koskevan eurooppalaisen seuraamusjärjestelmän parin kappale kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kappale kuusi alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koko äänestysäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sen jälkeen käsitellään rahanpesudirektiivin mukaista kirjasta käyttöön otettavaa EUn mustaa listaa kolmansista maista. Kuudelta puol- ryhmältä ehdotukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten siirrytään ilmastonmuutoksen pariin. Ehdotus kuudelta ryhmältä Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 14. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappa 12 alkuperäisteksti kahdessa osassa ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 15 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa ei, ei enää, enää ole voimassa. Ja seuraavaksi 12 äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kapa kahdeksan, alkuperäisteksti, äänestys on alkanut nimenhuutoäänestyksenä. Siis kapa 16, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan yhdeksän. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 16 alkuperäisteksti ensimmäinen osa äänestystä on Monakon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25-26 nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sen mukaan sitten alkuperäistekstiä ulkopuolella, mutta kappale 25 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 27 nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 27 alkuperäisteksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 4, kahdesosassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäisteksti, kappa 28, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 18 nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seitsemän nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 alkuperäisteksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestetään tämä. Hyppäsin yhden yli. Ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? 32 siis nyt ensimmäinen osa Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa, 32 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin palataan takaisin 31. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään tarkistukseen 22 osassa. Ensimmäinen osa äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty toinen osa raukeaa. 34 alkuperäisteksti kahdessa osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35. 22 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 35 alkuperäistä teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 36 tekstiä kahdessa osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 nimuutuun äänestyksellä äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäisteksti kappale 42. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 alkuperäistekstiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 48 alkuperäisteksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan kymmenen Puolet, äh, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 55 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 56 alkuperäisteksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 57 alkuperäisteksti. Äänestys on alkanut nimenhuutoäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 58 alkuperäisteksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuusi nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kuusi teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? S on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 64. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 65 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslausumaehdotus muokattuna nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin kaikki muut ehdotukset raukeavat ja siirrymme nyt suosituksiin neuvottelujen käynnistämisestä EUn ja Yhdysvaltojen välillä kansainvälisen kaupan valiokunnan ehdotus. Kollega Janet. Merci. Kiitos. Artiklan 108 mukaisesti, kun kyse on kauppasopimuksesta, ja näiden neuvottelujen käynnistämisestä Yhdysvaltain kanssa. Haluaisin informoida kollegoita, että Yhdysvaltain kauppaedustaja on ilmoittanut, että tällainen sopimus on aivan mahdoton ilman, että maatalous on mukana näissä neuvotteluissa. Halusin sanoa tämän. Frau Kollegin Janet, das war... Kollega Jeanne tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Ja jos te jatkatte tällä linjalla, joudun palauttamaan teidät järjestykseen. Näin siirrymme äänestämään. Tarkistus kahdeksan äänestys on alkanut nimenhuuto äänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 2, 23 ja 15 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 9 nimenhuutoäänestyksellä. Tarkistetaan 2, 23 ja 15, jotka ovat identtisiä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. 3.16.24 identtiset puolesta vastaan. Niin, äänestäkääpä nyt sitten samanaikaisesti, jotta näin äänestys on alkanut. Tarkistetaan tämä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättänyt. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 10. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty 11. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 38 nimetun huutoäänestyksen äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 17.25. Identtiset äänestyksellä. äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Säännöt ovat kaikille samat. 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? S on päättynyt. Hylätty. 43 nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 44 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 12 ja 26 identtiset tarkistukset, kaksi osaa nimenhuut äänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 5, 13, 21, 27 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6, 14, 22 ja 28 identtiset tarkistukset, kaksi osa ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Vielä uudestaan 29 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty yksi puolesta. Tarkistetaan. 32. Äänestys alkaa. 32 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Wir kommen zum Bericht äh, Seuraavana kollegoiden Silva Pereira ja Manka. Mietintö Euroopan valuuttarahaston perustaminen. 25 nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 5 ja 17 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 nimenhuutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 nimenhuutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. nimenhuolta äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. nimenhuolta äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 2 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 8 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 9 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 10 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 13 puolesta, vastaan tyhjää, Hylätty tarkistus 14, nimen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslauselma teksti nimen äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Angenommen. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslausumaesitys Nicaraguan tilanteesta. Kappale 8, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksy, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslauselman kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten seuraavaksi eh, Teo Harus ja Gampuksen mietintö, vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tarkistus nimen nimenhuutoäänestys, äänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi, äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Kappale 20, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kappale 20 alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 22, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 23, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 tarkistetaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 29, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 32, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 49, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Kappale 49. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kappale, ja tarkistus kahdeksan äänestys, äänestys alkaa ovatko kaikki äänestäneet äänestys päättyy Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosen kappale Q, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantosen kappale U, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Ennen kuin menemme loppuäänestykseen, pyytäisin äh, edistämään äh, tämän kokouksen etenemistä sillä, että lähdette salista äh, reippaasti, että voimme aloittaa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa, loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestysselitykset. Nyt äh, pyytäisin, että Dorfman, Karas, Jakovcic, Verhofstadt, Ertug, pyytäisin kohteliaimin, että he lähtisivät salista ripeästi. Jos joku muukin haluaa vielä pöytäkirjaa, niin jatkaa sitten keskustelua tuolla käytävällä. So. Wir beginnen mit den Aloitetaan niin, eh, äänestysesityksestä Redan mietinnöstä. Kyberturvallisuuskeskus. Ja ensimmäisenä kollega Van Bremt. So. Immer noch der Kollege Karas. Und jetzt... Ja kollega Karas. Ja vielä tuo rouva tohtori Gresslen kanssa siellä. Frau Kollegin Grostet. Kollega Grostet. No niin, nyt Rova Harkin, olkaa hyvä. Eikö hän ole paikalla? Hän ei siis ole paikalla, ei. Sitten kollega Spiraki. Hänkään ei ole paikalla. Kollega Sosnierts, olkaa hyvä. To, co proponuje to rozporządzenie, to jest... Kiitoksia, puhemies. Tässä nyt ehdotetaan toimia, joilla tehdään internetistä riippuvainen valtiollisesta toiminnasta. Rova Reda tässä palvelee eurooppalaista supervaltiota. Ja täällä puhutaan myöskin tutkimuksen edistämisestä, mutta tämä kaikki johtaa siihen, että tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään hyväksi siihen, että voidaan perustella sitä, kuinka hallitukset puuttuvat internetin toimintaan – ja pitää puhuta myöskin infrastruktuurista, jota rakennetaan eurooppalaisella rahalla. Uudet yritykset, jotka saavat tukiaisia, ovat sitten riippuvaisia näistä tuista. Näistä yrityksistä ei koskaan tule tuottavia, koska tukia tulee tukien päälle. Me haluamme riippumattomuutta, emme halua sitä, että Euroopan unioni tässä häärää internetin hallinnoinnissa. Kiitoksia kollega Sosnierts. Sitten äänestysselitykset e, kollega Pirin mietinnöstä. E, kollega Makovei. Mulțumesc. Kiitoksia. Safan Oskan Karakam Menirt Osman Karakre Yusuf Kankan ja monet muut ovat toimittajia äh, tai äh, professoreita, äh, turkkilaisia, jotka viime vuonna syyskuussa kidnappattiin Kosovossa, Moldovassa ja muissa valtioissa. Yhteensä heitä on 12. Kaikki nämä ovat tapahtuneet Erdoganin vaatimuksesta ja yhteistyössä näiden maiden viranomaisten kanssa. Minä näin miten, kuvia siitä, miten näitä opettajia on pidätetty brutaalisti koulun edessä, jopa luokassa. Heitä vietiin lentokentälle ja lähetettiin automaattisesti Turkkiin ilman minkäänlaista mm, äm, luovutusmääräystä. Kiitoksia. Kiitos kollega Makovai. Seuraavaksi en näe täällä kollega Spikarivia ja Kjutsukia, joten kollega Pospisil on seuraava. Kiitos paljon puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minä pidän tärkeänä sitä, että sanomme, että Turkin tilanne huomioon ottaen on mahdotonta jatkaa neuvotteluita saadaksemme Turkia lähemmäksi EUta. Se, miten valtio nyt toimii, on niin kaukana siitä, miten me ymmärrämme Euroopan unionissa ihmisoikeudet, että Turkia ei enää voida pitää jäsenehdokasmaana EUssa. Toisaalta meidän on ylläpidettävä hyviä turkkisuhteita – Kyse on NATO-jäsenestä, mutta on ymmärrettävä, että ei ole realistista tällä hetkellä harkita EU-jäsenyyttä, ja se on tässä tekstissä, siksi äänestin puolesta. Kiitoksia kollega Pospisil, seuraavaksi kollega Sosnierz. E, Kiitoksia puhemies. Täysistunto viikkoja on tässä kuussa kaksi, koska meillä on hyvin paljon vielä lainsäädännöllistä työtä tekemättä. Olemme valittaneet Turkmenistanista, Katsakstanista, Venäjästä, Nikaraguasta ja varmaan joitakin maita unohdinkin jo. Ja nyt kritisoidaan Turkkia. Luuletteko te, että teidän kritiikkinne kiinnostaa ketään? Silloin kritiikillä oli jokin rooli, kun kritiikkiä esitettiin vain harvoin, mutta nyt kun koko ajan kritisoidaan jotakuta, niin ei se kiinnosta ketään. Tuskin edes parlamentin jäseniä täällä. Mikäli te olette näin omahyväisiä ja katsotte itse olevan aina oikeassa, niin eh, tämä on käsit sietämätöntä. Sosiaaliset oikeudet, valtaoikeuksien jako, Turkissa ydin voimavuoden rakentaminen, romanien asema, veromaksien suojelu. Minä en kerta kaikkiaan voi tällaisen puolesta äänestää. Kiitoksia kollega Sosniats ja sitten lopuksi kollega Skripek. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä äh, Mies, minä arvostan sitä, että tämä mietintö äh, tekee yhteenvedon monista kysymyksistä, joita meillä on Turkin kanssa. On aivan selvää, että kyseessä on hyvin ennakoimaton äh, naapuri kristityt, turkmeenit, armenialaiset kärsivät. EUlla pitäisi olla selvä kanta Turkista. Siksi Euroopan kristillinen poliittinen liike, jota minä edustan, teki vetoomuksen, että lopetettaisiin pysyvästi liittymisneuvottelut. Muuten pidämme oven auki ja välitämme tiedon vähemmistöille, jotka ovat painostuksen alaisena lähi että me emme välitä, mutta me välitämme. Liittymisneuvottelujen pysäyttäminen on vahva poliittinen ele, mutta äh, nyt ei ole aikaa vain keskeyttämiselle, äh, josta puhutaan tässä mietinnössä, joka hyväksyttiin. Paljon kiitoksia kollega Skripek. Tässä olivat äänestysselitykset kollega Pirin mietinnöstä. Seuraavaksi kollega Harkinin mietintö, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Minulla vain yksi äh, selitys, kollega Soitro. Kiitos, puhemies. Kollegat, minä äänestin tämän mietinnön puolesta aiheena talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Juuri työllisyyskysymykset ovat tärkeitä, niitä ei saa unohtaa. Vaikka kasvua nähdäänkin tällä hetkellä, niin jatkuvasti työmarkkinoilla on ongelmia Euroopassa, esimerkiksi suuria työllisyysasteiden eroja, samoin kuin palkkaeroja yksittäisten jäsenvaltioiden kesken. Ja voimme olettaa, että tulevaisuudessa tulee esiin taas uusi kriisi, lisääntynyt työttömyys, esimerkiksi lisää automaation synnyttämä työttömyys. Se voi luoda uuden kriisin, joka liittyy myös väestön vanhenemiseen. Siksi uskoisin, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että olemme valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Samalla en voi hyväksyä sitä, miten monet työläiset ovat köyhiä tällä hetkellä. 9,6 prosenttia ja naisten ja miesten tasa-arvo oli siedistettävä myös palkkakysymyksissä. Kiitoksia kollega Soidrovasi. Nämä olivat nimen äänestysselitykset Harkinin mietintöön. Nyt Fjellnerin mietintö GSP-asetuksen täytäntöönpanosta. Ensimmäisenä kollega Soidrova. Eh, Kiitoksia paljon puhemies. Minä äänestin GSP-järjestelmää koskevan mietinnön puolesta. Olen samaa mieltä siitä, että järjestelmä on erittäin tärkeä. Tätä välintä voidaan käyttää vähentämään köyhyyttä vähemmän kehittyneissä maissa kansainvälisen kaupan avulla. Olen samaa mieltä myöskin suosituksesta, että nykyistä järjestelmää uudistettaisiin. Pitäisi keskittyä esimerkiksi naisten asemaan enemmän niissä maissa, jotka saavat tämän järjestelmän kautta tukea. Painottaisin yhtäältä naisten asemaa, toisaalta ihmisoikeuksia, vaikka järjestelmä on jo myötävaikuttanut siihen, että talouden tilanne, naisten talouden tilanne on parantunut siitä huolimatta, että naiset, naisten työolosuhteet ovat riittämättömällä tasolla muissa maissa. Siksi tämä on tärkeä suositus mietinnössä, jolla pyritään vahvistamaan myöskin ympäristön suojelua näissä maissa. Kiitoksia kollega Soirova. Seuraavaksi kollega Ward. EU on jatkuvasti parantamassa ihmisoikeuspolitiikkaansa kauppasopimuksessa. Meidän yleinen tullietuusjärjestelmämme liittyy laajempaan ihmisoikeuspolitiikkaan. Se korostaa GSP Plus-sopimusten potentiaalia edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja lapsityövoiman torjuntaa. Eurooppa tunnistaa GSPn järjestelmän potentiaalin ja GSP Plus-järjestelmän heikkoudet. Tämä on linjassa YK on sitoumusten kanssa äh, ihmisoikeuksista kauppasopimuksista, joissa äänestimme äh, viime lokakuussa täällä täysistunnossa. Vaikka EU voisi tehdä vielä paljon enemmän edistääkseen ihmisoikeuksien kunnioittamista kauppasopimuksissa, tämä ei tule helpottumaan unionin heikkenemisellä ja EUn ulkopuolella yhdistynyt kuningaskunta on hampaaton

Kiitoksia kollega Kumpula Natri. Seuraavaksi kollega Pietrowski. Kiitos oikein paljon. Äänestin lopulta tämän päätöslauselman puolesta. Vaikka, kuten jo keskustelun aikana sanoin, kun tästä päätöslauselmista keskustelimme, tämä liittyi kolmeen ehdokkaaseen, jotka nimitettiin tärkeisiin EU-virkoihin – ja tässä puhuttiin lopulta esillä olevista ehdokkaista ja totesin, että ECR kyllä tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun ehdokkaita valitaan, mutta toisaalta on tärkeää, että halutaan myös maantieteellinen jako otettua huomioon. Niin kutsutun vanhan EUn ehdokkaita ei saisi suosia näissä yhteyksissä. Mielestäni tässä prosessissa pitäisi muistaa myös nimitykset komissiossa 28 komission jäsentä, ainoastaan yhdeksän naista, mutta lopulta äänestin siis tämän tekstin puolesta. Kiitoksia kollega Pietrovski. Ja nyt sitten äh, päätöslauselma, joka liittyy eurooppalaiseen rangaistusliittyvien ihmisoikeuksiin ja nyt Pietrovski. Lutsi. Kiitoksia puhemies. Tuin yhteistä päätöslauselman tekstiä, joka liittyy tulevaan sanktiojärjestelmään, jolla voidaan rangaista ihmisoikeusrikkomuksista. Haluamme jäädyttää varoja ja estää pääsyn EU-hun kaikille henkilöille tai toimijoille, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeuksien loukkaamiseen ja systemaattisen korruption. Toivon mukaan uusi järjestelmä tulee toimimaan tehokkaasti. En ole kuitenkaan vielä vakuuttunut tästä itse. Olen huolissani ajatuksesta, että jäsenvaltioiden täytyy tulkita samalla tavalla tätä sanktiomenetelmää. Tämä ei ole helppoa. Huolimatta varauksista äänestin loppujen lopuksi tekstin puolesta. Kiitoksia kollega Pietrovski. Nyt äänestysselitykset liittyen ilmastonmuutokseen. Kollega Miranda. Muito obrigada, presidente. Esta semana... Kiitoksia, puhemies. Tällä viikolla Euroopan parlamentissa me tapasimme useita nuoria, jotka taistelevat ilmastonmuutosta vastaan. Me toivotamme tervetulleeksi heidän taistonsa ja huomenna meidän kaduillamme he tulevat kovana ääneen ilmaisemaan näkemyksensä ilmastonmuutosta vastaan Euroopassa. Minä toivotan tämän taiston tervetulleeksi. Taistelu puhdataan ilman puolesta, ympäristömme puolesta. Haluaisin mainita myös erään asian, joka on erittäin tärkeää minun alueelleni Galisialle, nimittäin metsäpalot ja eukalyptuspuu. Hallitus istutti sitä ja se johti ympäristötuhoihin. Huomenna Santiago de Compostelassa me tulemme nostamaan tämän esiin samoin kuin ensi viikolla vesikonferenssissa. Kiitoksia kollega Miranda. Seuraavaksi kollega Omarji, kaksi minuuttia. Hän puhuu ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Maailman nuoriso, Euroopan nuoriso on havainnut, että ilmastonmuutos tuhoaikainen nuorisi on tässä joutunut pelastajan rooliin. Meidän täytyy, nuoret vaativat, että toimimme nyt ilmastonmuutosta vastaan eläinten ja lajien suojelemiseksi, elämän mahdollistamiseksi vielä maapallon jatkossakin. Lapset, nuoret sanovat, että nyt on kiireellistä, ei odottaa, vain toimia. Tämä on historiallista, mitä nyt tapahtuu, koska nuoriso nyt ohjaa meitä ja osoittaa meille tietä. Nuoret eivät halua jäädä odottelemaan ja nuoret eivät osastua siihen, että sokeat tässä taluttavat sokeaa, sokeita kohti kuilun reunaa. Nuoret ovat ymmärtäneet, että tämä ei käy. Ilmasto-oikeudenmukaisuus on asia, jonka suhteen nyt on myöskin herä, soitettu hälytyskello. Ja nyt meidän täytyy varmistaa se, että ihmiskunta pelastetaan. Ryhdytään toimintaa vastaan nyt heti. Ei eh, Kiitoksia seuraavaksi kollega Urban Crespo. Kiitos puhemies. Nuoret kääntyvät Euroopan unionin puoleenkin, koska ilmastonmuutoksen ei suhtauduta vakavasti. On selvää, että meillä on nyt kiireellinen tilanne ilmaston osalta. Meidän on leikattava nopeasti kasvihuonekaasuja. Tämän äänestyksen kautta me haluamme osoittaa tukea niille nuorille, jotka kampanjoivat nyt järjestelmää vastaan ja taistelevat ihmisarvoisen tulevaisuuden puolesta. Euroopan unioni ei selkeästi ole toiminut riittävän tehokkaasti. Hallitusten ja toimielinten pitää olla nyt rohkeita ja lopettaa sellainen politiikka, jossa ei kunnioiteta ympäristöä tai sosiaalisia kysymyksiä. Entiseen tapaan ei voida jatkaa. Tarvitsemme selkeää muutosta talousjärjestelmään, yhteiskunnallisen järjestelmäämme, koska koko elämämme ja planeettamme merkitys on tässä vaarassa. Kiitoksia kollega Urban Crespo, kollega Kumpula Natri

Kiitoksia kollega Kumpula Natri. Seuraavaksi kollega Pietrowski. Kiitos oikein paljon. ESR-ryhmän päätöslauselmassamme toteamme, että EU on vastuussa alle 10 prosentista globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopan unioni ei voi päästä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ilman, että muut maat ja taloudet myös osallistuvat. Meidän on ajateltava myös omia resurssejamme ja omaa energiaturvaamme, esimerkiksi tukemalla puhtaan hiilen teknologiaa, joka mahdollistaisi meille vedyn puhtaana energianlähteenä. Siksi äänestin tätä vastaan. Kiitoksia kollega Pietrovski. Seuraavaksi kollega Sosnier. Gospodarka zeroemisyjna to jest nolla päästötalous on poliittinen fantasia. Sitä ei ole koskaan ollut, sitä ei tule koskaan saamaan. Meillä ei ole tuota teknologiaa ihan samaa, mitä siellä vasemmistossa sanotaan. Ette pysty sitä muuttamaan. Voitte tehdä kaikkenne, voitte kirjoittaa vaikka kuin paljon paperia. Paperi on kärsivällinen, siihen voi kirjata mitä vain, mutta se ei muuta faktoja. Voimme sopia, että maapallo pyörii toiseen suuntaan huomisesta lähtien, mutta se ei tule kuitenkaan sitten tapahtumaan? Myös ilmasto ja päästöt. Jos olette tavoitteessa niin noin epäriestillisiä, niin ette tule mitään saavuttamaan ainoa tulos on se, että haitetaan Euroopan taloutta. Se on tyypistä sosialisteille, mutta mitään edistystä ilmaston saralla ei tapahdu. Puhutte ilmastopolitiikasta tulevaisuuden kannalta. Olen ollut vuoden täällä parlamentissa. Olemme äänestäneet useista muutoksista ilmastopolitiikkaan. Se ei ole ennakoitavaa, se ei ole vakaata, kukaan ei voi investoida, koska parlamentti voi huomenna tehdä U-käännöksen. Kiitoksia kollega Sosnierch. Seuraavaksi kollega Ward. Climate change. Kiitos. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, joka ei tunne rajoja. Meillä Euroopassa on valtava vastuu suhteessa muuhun maailmaan, erityisestikin kotitaloumme ihmiset, jotka elävät herkissä olosuhteissa. Meillä on valtava vastuu jotta siitä, että maapallo pysyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Minä olen tukenut nuoria ihmisiä jotka ovat Greta Thunbergin esimerkin osallistuneet ilmastomielenosoitukseen ja vaatineet välittömiä toimia, jotta elämä maapallolla voi jatkoa. Mutta kuuntelemmeko me heitä? Euroopan parlamentin lasten oikeuksien interryhmän toisena perustajana on käsittämätöntä, kuinka havaitsee, miten oikeistoryhmät jättävät nämä nuoret huomiotta, jotka ota heitä huomioon tehdessään politiikkaa. Tapasin omassa vaalipiirissäni aivan ekoryhmän, nuorten muodostaman ryhmän, joka tuli sitten myös Euroopan parlamenttiin esittelemään omaa ilmasto ajatteluaan. He ovat tulevaisuus. Kiitoksia lopuksi kollega Faria. Obrigado, senhor presidente votei favoravelmente na resolução comum sobre alterações climáticas porque não quero que cheguemos a um ponto sem retorno. Um Kiitos. Minä äänestin päätösaseman puolesta, jossa käsitellään ilmastonmuutosta. Emme voi jatkaa samaa rataan tai elämä ei maapallon kohtale enää mahdollista. Nyt täytyy ottaa huomioon täysin ilmiselvät merkit siitä, että ilmasto tai sääilmiöt vain muuttavat yhä enemmän ääriilmiöiksi. Tämä tulee vaikuttamaan elämään maapallolla, maatalouteen, kuluttajien käyttäytyminen ja tietoisuus täytyy saada paremmalle tasolle. Uusiutuva energia, puhdas energia ovat tarpeellisia. Emme voi enää jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suuren konsensuksen, poliittisen konsensuksen kautta täytyy pyrkiä saman aikaan muutos sekä Euroopan tasolle että kansalliselle tasolle. Meidän täytyy tukea puhdasta vihreää energiaa ja ryhtyä muuhunkin kuin pelkkään silmän lumeeseen ja puheisiin. Täytyy vaatia konkreettisia toimia. Täten varmasti ihmiskunnan tulevaisuuden ja toivottavasti emme nyt ole jo liian myöhässä. Kiitoksia kollega Faria. Tässä olivat äänestysselitykset ilmastonmuutoksesta. Nyt menemme äänestysselityksiin päätöslausumaesityksestä, joka koskee EUn ja USAn äh, neuvotteluja. Seuraavaksi äh, kollega Morel, koska edustaja Curtin Darling ei ole salissa. Merci, monsieur le président. Les dirigeants... Kiitos puhemies. Euroopan unionin johtajat pelkäävät Donald Trumpia kuin Euroopan kansalaisten närkästymistä. Tällaisen kysymykseen törmää, kun havaitsee, kuinka komissio jälleen kerran epäröi neuvotteluita Yhdysvaltain kanssa. Mitä he tekevät? He haluavat nostaa, lisätä tulleja. Ja sitten samankaan aikaan muutakaupasta Iranin kanssa. Pariisin sopimusta ei kunnioiteta Yhdysvalloissa. Ja miten komissio aikoo tässä toimia? Komissio aikoo ottaa uudelleen että esiin dafta saman epävarmuuden, joka sen suhteen valitsi, kun on kyse sääntelystä ja maataloudesta, maataloustuotteiden kaupasta. Aina törmätään tähän samaan ongelmaan. Ja ratkaisuisi se, että nyt kun kansa on suurella enemmistöllä hylännyt sopimuksen Yhdysvaltain kanssa aiemmin. Nyt yritän tämän sopi- saman sopimus saada ujutettua sisään ikkunan tai takaoven kautta, niin minusta tämä on erittäin epämiellyttävä. Kiitoksia kollega Morell. Tässä olivat äänestysselitykset liittyen päätöslausumaesitykseen suositukset neuvottelun käynnistämistä EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Sitten meillä on yksi äänestysselitys Nicaraguan tilanteesta. Edustaja Urban Crespo. Eh, Kiitoksia, puhemies mitä Nicaraguan protestit tarkoittavat? Noin 800 ihmistä on loukkaantunut, monia kuolleita, satoja pidätettyjä. Me tuomitsemme väkivallan kansanliikkeitä vastaan. Haluamme riippumatonta tutkintaa niin, että syylliset joutuvat vastuuseen ihmisoikeustuomioistuimen edessä. Me tuemme vuoropuhelua, joka osallistaa kaikki osapuolet niin, että voimme tämän konflikton ratkaista. Jokaisen ratkaisun on lähdettävä poliittisten vankien vapautuksesta tarvitaan perussosiaalisia oikeuksia, joita kunnioitetaan, kokoontumisen vapaus, tiedonsaannin vapaus. Nicaraguan historia osoittaa, että protesti ja sitä pitäisi käyttää sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Niin karagualaisten pitää itse pystyä päättämään tulevaisuudestaan riippumattomasti ja vapaasti, ei väkivaltaa, ei sortoa. Ja kaikki maanpaossa olevat, heidän pitää saada palata. Kiitoksia. Herra Urban Crespo. Tässä olivat päätöslauselman äänestysselitykset Nicaraguan tilanteesta. Ja seuraavaksi edustaja Teokaruksen ja Kampuksen mietinnöt, vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista. Äänestysselitykset, kollega Mayer. Thank you, Mr. Kiitos, arvoisa puhemies. Keskeinen kestävän kehityksen tavoitteiden periaate on se, että ne ovat universaaleja ja kaikkien maiden on tehtävä tehtävänsä kotona ja maailmassa, mutta minä pahoin pelkään, että me emme onnistu tässä. Minä luin tätä listaa vastakastikkeista ja säilykkeistä, joita tarvittaisiin Lyttonin ruokapankissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on katsottu liikennevalojen väreillä näitä tavoitteita. Vihreää valoa ei näytetty yhdistyneelle kuningaskunnalle missään kohtaa. Yksi viidestä lapsesta elää yhdistyneessä kuningaskunnassa kodeissa, joissa on vaaran, että lapset näkevät nälkää. Meillä on ollut useita vuosia aikaa pohtia, miten kestävän kehityksen tavoitteeseen päästään, ja nyt on aika toimia. Kiitoksia kollega Mayer ja sitten lopuksi kollega Ward. The sustainable development... Kestävän kehityksen tavoitteet ovat sitoumuksia. Sitoumus muuttaa maailmaa niin, että tulevat sukupolvet voivat elää rauhassa ja harmonisesti paljon tasa-arvoisemmassa maailmassa ilman köyhyyttä ja kun ympäristöä kunnioittain. Kaikki 17 tavoitetta vaativat kiireisiä toimia. Euroopan parlamentin työ SDG-tavoitteiden, kestävän tavoitteiden edistämiseksi on ollut hienoa. Pelkästään BKTn valossa ei voida eristystä mitata, varsinkin kun se tavoitteesta neljä laadukkaasta koulutuksesta. Säästötoimet ovat aiheuttaneet hyvin paljon hallaa koulutukselle. Laadukas koulutus on kuitenkin paras investointi, jonka hallitus voi tehdä. Koulutus on yksi niitä aloja, joihin eniten säästötoimet ovat purreet. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat nyt myöskin maiden talouspoliittisissa strategioissa. Konservatiivihallitukset kuitenkin jättävät huomiota EUn talouspolitiikan, joka peräänkuuluttaa sitä merkittäviä investointeja tehtäisiin julkisiin palveluihin mukaan koulutukseen he Kiitoksia kollega Ward. Tässä olivat äänestysselitykset kollega Teo Haruksen ja Gambusin mietinnöstä. Äh, niinpä äh, päättyy tämä kohta esityslistalla. Toivotan kaikille hyvää ruokahalua ja keskeytän istunnon kello 15 saakka. arvoisa Puhemies. Istunto avataan taas. Eilisen kokouksen pöytäkirjan hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. En huomaa, että olisi huomautettavaa pöytäkirjaan ja pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Tulemme seuraavaan kohtaan jossa on eh, suullisia kysymyksiä kysymyksiä. Ensimmäinen on eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä. Tämä on kollegalta Flak ja muilta. Ensin puheenvuoron ensimmäisen puheenvuoron edustaja Evi, kaksi minuuttia. Grazie, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Hiljattain saadut tulokset tieteellisistä tutkimuksista osoittavat, että, eläimet ovat, äh, että kalat ovat tuntivia äh, olentoja ja kokevat myös jopa tunteita. Niillä on myös huomattavia kognitiivisia kykyjä. Kalat ovat varsin mysteerinomaisia eläimiä ja kenties tästä syystä ne usein jäävät huomiotta ja jäävät myös äh, eläinsuojelun säännösten ulkopuolelle. Kalat ovat myös hyvin voimakkaasti hyödynnetty resurssi ja eläinlaji. On 111 miljardia kalastettua kalaa ja niin ikään vesiviljelyä harrastetaan paljon. Nämä luvut koskevat pelkästään Euroopan unionia. Minulla on ongelmia yrittää rationalisoida näitä lukuja omassa mielessäni. Tässä valossa meillä on todella painava vastuu suhteessa kaloihin ja eläimiin. Me olemme hyvin kaukana niistä minimitoimista, joilla voisimme noudattaa kansainvälisiä ja myös eurooppalaisia sääntöjä eläinten hyvinvoinnista. Olemme saaneet myös EFSAn kannanottoja. Sehän vastaa elintarviketurvallisuudesta. Meillä on vuoden 2005 direktiivi, joka liittyy elävien eläinten kuljetuksiin ja sitten vuoden 2009 määräys, joka liittyy teurastamiseen. Viime vuonna myös komissio on tutkinut asiaa. Olemme havainneet, että komission toimimattomuus ei ole enää perusteltavissa. Meillä on tieteeseen pohjautuvia tietoja. Meillä on myös korkeat eurooppalaiset standardit eläinten hyvinvoinnista. Meillä on vähimmäisvaatimukset, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa vapaaehtoisesti. Myös teollisuus toimii vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta hyvin vähän on saatu edistystä aikaan. Ja se vähän, mikä on tehty aikaan, ei tietenkään riitä. Näin ollen kehotamme komissiota ottamaan käyttöön standardeja jotka velvoittavat Eurooppaa. Tällä hetkellä näitä ei noudateta ja niitä ei myöskään päivitetä. Kiitos. Kiitos edustaja Evi. Ja nyt komission nimissä komission jäsen Mimitsa. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Kalat ovat tuntevia olioita. Se on totta ja on samoin totta, että ne ovat myös aika erilaisia muista viljelyistä, lajikkeista, mutta ne kykenevät myös kärsimään ja tuntemaan kipua. Se on lähtökohtanamme tässä keskustelussa. Ymmärrän, että ollaan yhä enemmän huolissaan viljeltyjen kalojen hyvinvoinnista Euroopan unionissa. Viime vuosina, jotta vastattaisiin kasvavaan kysyntään, viljely on lisääntynyt tiettyjen lajien kohdalla Euroopassa. Koska tuotantoprosesseja on intensifioitu, siinä on mahdollisuus, että syntyy enemmän ongelmia, jotka liittyvät hyvinvointiin, varsinkin kun kuluttajat haluavat eettisesti tuotettua ja terveellistä eh, ruokaa. Ehkä ihmettelette, miksi komissio tässä suhteessa vielä esittänyt viljelykalojen hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä. Mm, näin alkuun haluan selvittää sitä, että Euroopan unionin eläinten hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö nyt jo kattaa viljelykalat tuotannon eri vaiheissa, viljely, kuljetus ja teurastus. Toiseksi haluan vakuuttaa teille sen, että komissio suhtautuu viljelyten kalojen hyvinvointiin vakavasti. Kerro teille joistakin niistä toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet varsinkin tämän komission aikana mm, mm, viedäksemme eteenpäin viltojen kalojen terveyttä. Vuoden 2012 strategian pohjalta, jonka avulla pyritään suojelemaan kalojen terveyttä, komissio tilasi kattavan tutkimuksen kalojen hyvinvoinnista kuljetusten ja teurastuksen aikana. Tämä tutkimus julkaistiin marraskuussa 2017 ja se on johtanut tämän päivän suullisen kysymyksen. Tutkimuksen päätelmänä oli, että analysoiduissa maissa kalojen kuljetus oli yhdenmukaista kansainvälisten standardejen kanssa, jotka on asettanut OAI maailman eläinten terveysjärjestö. OIE on, kuten tiedätte, kansainvälinen järjestö. Ja samalla huomioitiin, että parannuksia voidaan tehdä myös kalojen teurastuksen kohdalla. Maaliskuussa 2018 tämän tutkimuksen pohjalta komissio esitti kertomuksen mahdollisuudesta ottaa käyttöön tiettyjä vaatimuksia, jotka kohdistuvat kalojen suojeluun teurastushetkellä. 2018 kertomus esittää päätelmänään, että tässä vaiheessa ei ole asianmukaista esittää erityisvaatimuksia kalojen hyvinvoinnin suhteen teurastusvaiheessa. Tuo mietintö ottaa esille sen, että kalojen hyvinvoinnin lisääntymistä voitaisiin saada aikaiseksi vapaaehtoistoimin helpommin. Tähän päätelmään on päästy sen ajatuksen pohjalta, että viime aikoina tällä teollisuuden alalla on tehty parannuksia. Olemme menossa oikeaan suuntaan. Erityisesti haluaisin korostaa useita merkittäviä kohtia, jotka tulisi pitää mielessä, kun keskustelemme tästä kysymyksestä. Ensinnäkin EUn vesiviljely on suhteellisen uutta verrattuna muihin eläintuotantojärjestelmiin. Teknologia viljelykalojen terveyden parantamiseen on yhä kehittymässä Toiseksi tämä toimiala on kovin monimuotoinen. Lohi, karppi, meriahven ja muut pääasialliset viljelykalat ovat tärkeässä asemassa ja näin ollen meidän täytyy keskittää voimavaramme tutkimus- ja kehitystyöhön. Tämän lisäksi tuo toimiala poikkeaa sekä suuruutensa puolesta että maantieteellisen kattavuutensa puolesta eri jäsenvaltiosta toiseen. Ja tässä yhteydessä harmonisoidun lähestymistavan käyttöönotto voisi olla monimutkaisempaa kuin miltä se näin ensi istumulta vaikuttaa. Näiden pohdintojen valossa olen sitä mieltä, että ehkäpä jäsenvaltiotasolla oltaisiin paremmassa asemassa hyvien käytänteiden kehittämiseen omassa yhteydessä. Ja Tästä huolimatta komissio jatkaa työskentelyään viljelykalojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Annan joitakin käytännön esimerkkejä näistä ponnistuksista. Vuonna 2018 kalojen hyvinvointikysymys oli esityslistalla kahdessa EU-hyvinvointifoorumin ähm, kokouksessa, jossa olivat mukana kaikki sidosryhmät tältä alalta. Vuonna, vuoden 2018 marraskuussa Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi erityiskertomuksen, joka koskee eläinten hyvinvointia, ja siinä suositeltiin erityisesti strategiaarviointia. Tänä vuonna myöhemmin komissio on tämän kaltaisen strategia-arvion käynnistänyt. Ja voin vakuuttaa teille sen, että viljelykalojen asema on osa tätä arviota. Sillä aikaa komissio jatkaa tilanteen valvomista ja vie eteenpäin vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Mimitsa. Puheenvuoron saa nyt edustaja Pospisil. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen, Minäkin olen tukenut tätä suullista kysymystä, olen allekirjoittanut sitä. Tärkeää on sekä vesiville että kalojen suojelu. Olen täysin tyytyväinen teidän vastaukseenne. Minusta vastaus oli erittäin yleinen. Nimittäin todellisuudessa näemme, että meillä ei ole lainsäädäntöä, joka koskisi kalojen käsittelyn tuntevina olioina – Olemme puhuneet samantyyppisistä aiheista, kun on puhuttu eläinten kuljetuksista parlamentissa. Ja tulemme käsittelemään samantyyppistä aihetta myös tämän vuoden syksyllä, kun puhutaan eläimistä, jotka kasvatetaan häkeissä Euroopassa. Ja eläinten suojelun osalta, kun on kysymys nisäkkäiden tai kalojen suojelusta, niin komissio on kovinkaan paljon asiassa. Toivon, että uusi komissio tulee kiinnittämään enemmän huomiota asiaan, koska eläimet ovat tuntevia olioita ja meidän täytyy käsitellä niitä inhimillisellä tavalla. Joten teidän vastauksenne oli erittäin hyvä, toivon, että se paranee ensi kerralla. Kiitos. Kiitos. Edustaja Pospisil nyt kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Mamikins. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, arvoisa komission sen hyvät kollegat. Ihmisten moraalia arvioidaan siltä pohjalta, miten ihmiset kohtelevat eläimiä. Onkin pettymys, että Euroopan unionissa meillä ei vieläkään ole sellaista mekanismia, jolla voitaisiin suojella kalojen hyvinvointia kattavasti kaikissa jäsenvaltioissa. Toki meillä on hyviä käytänteitä ne voivat auttaa komission ponnisteluja, kun se pyrkii havaitsemaan tilanteen paranemisen. Euroopassa on edelleenkin käytössä äh, kyseenalaisia menettelyitä vesiviljelyssä kuljetun aikana, geenimuuntelussa, stressin aiheuttamissa ja myös teurastustilanteessa. Samanaikaisesti katson, että EUn kuluttajilla – on oikeus saada takeet siitä, että se kala, mikä päätyy heidän ruokapöytiinsä, on korkealaatuisen vesiviljelyn tulosta. Toivon vilpittömästi, että komissio sulkee ne tiedon aukot, joita meillä vielä on vesiviljelyn alalta ja luo uskottavan etenemissuunnitelman. Meillä on vuoden 2005 ja 2009 asetukset. Ne eivät enää pysty takamaan meille korkean tason kalojen hyvinvointia. Minä olen allekirjoittanut tämän suullisen kysymyksen. Haluamme EU-tason laillisia vaatimuksia vesiviljelyn alalle. Kun takaamme kalojen hyvinvoinnin, niin totta kai se vaatii tiettyjä toimia ja myös joustavuutta – Tietyt käytännöt soveltuvat jollekin kalalajille, mutta voivat vaikuttaa toisiin kielteisellä tavalla. Sen takia, hyvät kollegat, emme voi olettaa, että parantaisimme kaikkien lajien hyvinvointia samoilla toimilla, vaan meidän täytyy huomioida myös viljelijöiden toimet ja suurten yritysten toimet. Esimerkiksi pienet tuottajat huomioivat paremmin stressin merkit. Jos stressiä kaloissa ei huomioida, niin se voi johtaa erilaisiin tautien puhkeamisiin ja niin edelleen. kun ajatellaan viimeistä vuosikymmentä, niin vesiviljelyala on kasvanut kaikista eniten to- toiminta-alana maailmanlaajuisesti, ja tämä on otettava myös huomioon. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Jakovcic arvoisa poštovani gospodine povjereniče kiitoksia puhemies kiitoksia hyvä komissaari. kroatia on myös yksi niistä maista jossa on pitkät vesiviljelyperinteet ja kokemukset. Olemme olleet mukana tässä jo vuosikymmeniä. Kroatiassa, varsinkin Istrian alueella, josta olen itse kotoisin, meillä on meriahven ja simpukkaviljelmiä Ja tiedän, mitä yritykset tekevät osoittaakseen, että eläinten hyvinvointi on niille tärkeää. Meidän tulee painottaa sitä, että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö vesiviljely olisi kalalähteemme tulevaisuudessa. Kala on yhä vähemmän saatavilla meristä vapaana. Siitä voidaan syyttää muun muassa sitä, että meillä on niin paljon muovia merivedessä. Me joudumme näin ollen viljelemään kalaa, mutta me voimme viljellä kalaa, jota me kaikki rakastamme tavalla, joka sopii nykyaikaan. Tästä syystä uskon, että kaikki ponnistukset, joita tähän investoimme, kaikki viljelyyn, kuljetuksiin ja teurastukseen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista hyvin. Ja minusta on erittäin tärkeää, että komissio luo yhtenäisen järjestelmän ja lainsäädännön, joka mahdollistaa sen, että koko EU että kumppanimme voivat viljellä kalaa tavalla, joka on hyvä. Kiitos edustaja Jakovcic. Nyt edustaja Metz. Ich werde äh, trotzdem auf Französisch jetzt weiterreden. Jatka ranskaksi. Grand défi à ce sujet, ce sont... Suurin haaste tällä alalla eivät ole kalat, eivätkä myöskään ne julmat käytännöt, joita käytetään, koska vaihtoehtoja on. Me kaikki täällä, me eh, poliittiset päättäjät olemme tässä tärkeässä asemassa meidän täytyy ymmärtää, äh, mikä on se moninaisuus, joka vallitsee äh, kalojen suhteen, ja se on hieman meillä hukassa. Me tarvitsemme yhteistyötä, jotta voimme kaikki suojella äh, kaloja. Vesiviljelyssä kuitenkin kaloja miljoonittain kohdellaan vain jonkinlaisena esineinä. Tämä tuottaa huonolaatuista kalaa, äh, tauteja, hapen äh, puutetta, käytetään myös hormoneja ja paljon lääkkeitä. Kalat ovat stressaantuneita. Äh, hyvin pienissä tiloissa kalat myös haavoittuvat ja ovat aggressiivisia. Olosuhteet eivät mahdollista normaalikäytöstä. Ja sitten lopuksi kalat otetaan brutaalisti vedestä ja ne teurastetaan, kun sydän vielä sykkii. Kalat ovat paljon monimutkaisempia kuin voimme edes kuvitella. Milloin ne teurastetaan asianmukaisesti? Kannustan komissiota ehdottamaan uutta tekstiä, jossa otetaan huomioon se julma tämänhetkinen todellisuus vesiviljelyssä. Kyse on aivan hämmästyttävistä olioista, kun puhumme kaloista, ja se pitäisi ymmärtää. Kiitos edustaja Mets. Nyt yksi minuutti edustaja Eke. Kiitos puhemies. Vaikka EU:ssa vuotta kohti 1,7 miljardia kalaa teurastetaan vesiviljelyssä, ei ole olemassa järkeviä säädöksiä näiden eläinten suojelemiseksi. Kaloja edelleenkin julmalla tavalla ilman riittämää tai ilman mitään ähm, tainnutusta teurastetaan. Poliitikkojen tässä talossa, samoin kuin komission neuvostossa, käsittelevät näitä alempina olioina, joilla ei ole tuntemuksia. Näyttää siltä, että tuntemukset biologiassa ovat kadonneet jotenkin näiden ihmisten mielestä. Minun kokemukseni on se, että on vähän toivoa siitä, että olisi mitään poliittista toivoa, että saataisiin toimivia säädöksiä. Kun on kysymys eläistä, voidaan todeta, että komissio on sokea ja kuuro. Mutta eläinten kidutus on kaikissa jäsenvaltioissa rikos. Siinä mielessä on rikollista myös se, miten komissio näyttää nyt toimivan kalastusalan intressien mukaisesti. Minä vetoan teihin, että viimeinkin teidän pitäisi käynnittää järkeä ja sydäntä ja ryht, uskaltaa ryhtyä toimiin, että kalat saavat edes vähimmäissuojan. Kiitos. Kiitos edustaja Ek. Ja nyt kaksi ja puoli minuuttia edustaja Evi. Kiitos puhemies. Tällä kertaa puhun oman poliittisen ryhmäni nimissä, viiden tähden ryhmän nimessä. Kun ajattelemme kansalaisten mielipiteitä, niin 79 prosenttia kansalaista haluaa, että kalat saisivat parempaa suojaa kuin tällä hetkellä, niin että suoja olisi ainakin samantasoista kuin muiden eläinten kohdalla. 90 katsoo, että teurastus ilman kipua on oleellista, kun ajatellaan kalojen hyvinvointia. Nämä ovat kiistattomia tietoja ja komissio ei voi jättää niitä enää huomiotta. Toiseksi on muita seikkoja, joita ei voi jättää huomiotta, nimittäin kyse on kansanterveydestä. Eläimet, jotka ovat huonoissa oloissa, liian tiiviissä oloissa, ne ovat stressantuneita eläimiä. Sitten käytetään antibiootteja ja muita kemiallisia aineita, kun halutaan estää tautien leviäminen. Ja kolmanneksi meillä ei ole eläinten hyvinvoinnista riittäviä standardeja. Tämä vaikuttaa myös ympäristöön. Viittaan tässä esimerkiksi leväkukintoihin ja todellisiin kuolleisiin alueisiin viljelyalueiden lähellä. Ja tämäkin vaikuttaa luonnollisesti sekä luonnonkaloihin että biodiversiteettiin. Euroopan komission tulisi tehdä enemmän. Komission jäsenen vastaus oli riittämätön. On monia seikkoja, joita voitaisiin vielä tehdä sen lisäksi, mitä on jo tehty. Pitäisi olla tiukemmat normit, nykyisiä normeja pitäisi eh, toteuttaa. EFSA eh, nimenomaan voitaisiin tässä hyödyntää ja käsitellä muutakin kuin tuottavuutta vesiviljelyssä. Sitten on hyvinvoinnin indikaattoreita, joita voitaisiin niin ikään kehittää. Ja voisi olla jonkinlaisia viitearvoja eläinten hyvinvoinnista silloin, kun puhumme nimenomaisesti kaloista. Lopuksi voin vain todeta, että olen tyytymätön siihen, että tämä sali nyt kun käsitellään tällaista päätöslauselmaa on näin tyhjä. Kiitos, edustaja Evi. Nyt kaksi ja puoli minuuttia edustaja Elissen. Kiitoksia, hyvä puhemies. Alankomaissa vuodesta 2010 on ryhdytty käyttämä niin sanottua eläinpoliisia. Se ottaa käsittelynsä ne ihmiset, jotka vahingoittavat eläimiä tai käsittelevät niitä huonosti. Ja tällä alalla tämänkaltaiset rikokset ovat viime vuosina vain lisääntyneet. Tämän lisäksi meillä on myös erityinen puhelinlinja, jonka nimi on 144. Sillä voi ilmoittaa tämänkaltaisesta eläinten huonosta hoitoyrityksestä eläinten väärinkohtelusta. Ja näin ollen tämänkaltaiset ilmoitukset ovat myös lisääntyneet viime vuosina. Yhä enemmän rikkojia otetaan kiinni. Kysymyksen esittäjät ovat siis aivan oikeilla linjoilla, kun ottavat esille sen, että esi- eri jäsenvaltioissa on hyviä esimerkkejä siitä, että meillä on tehokasta eläinten hyvinvointipolitiikkaa olemassa. Alankomatkin on yksi esimerkki tästä. Tietysti vielä voidaan tehdä parannuksia, mutta meillä on kuitenkin pohja tälle työlle olemassa. Meidän täytyy kuitenkin kiittää myös komissiota tässä tilanteessa. Se on ymmärtänyt, että kaikki ei kuitenkaan tapahdu täällä Brysselissä eikä Strasbourgissa. Ja se on nimenomaan juuri näin kuin puhemies, kuten asian pitää ollakin. Jokainen jäsenvaltio saa itse päättää siitä, millä tavalla se hoitaa eläinten hyvinvointikysymykset. Kansalliset parlamentit saavat se hoitaa, eivät eikä Euroopan unionin tule siihen sekaantua lainkaan kansallisvaltiot ovat erinomaisessa asemassa näiden asioiden ratkaisemiseen. Omissa maissa on hyviä ideoita, hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää. Meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden suvereniteettia, sillä jäsenvaltiot saavat itse määritellä, minkälaista politiikkaa ne ottavat käyttöön. Annetaan ihmisten itse säätää tämä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitos. Nyt puolitoista minuuttia edustaja Miranda. No Kiitos, puhemies. Minun maassani kala on enemmän kuin ravintoa, se on kansallinen symboli. Siksi olen syvästi huolissani tästä kysymyksestä. Tämä on kysymys, johon liittyy se, minkälaista kalastusta halutaan. Kestävää kalastusta tai intensiivistä vesiviljelyä. Minä olen tällaisen vesiminen kannalla, joka on sellaista, että se täyttäisi ne vaatimukset, jotka liittyvät kalojen terveyteen, koska intensiivisessä tekniikassa käytetään paljon miksi antibiootteja, mikä aiheuttaa stressiä kaloille. Ja kalat surmataan nopeasti, otetaan pikaisesti voittoa, ja tämä toiminta keskittyy vain muutamalle paikalle viljelylaitokseen, mikä on hyvä asia. Se, että kalastetaan äh, merikaloja pienemmissä laitoksissa, tätä kautta saadaan enemmän työpaikkoja tulevissa eurooppalaisissa rahastoissa ja EUn tulisi edistää kalujen hyvinvointia ja myöskin suojella ja edistää toisenlaista vesiviljelyn mallia – sen sijaan, että käytettäisiin toisesta mallia, siis toisella kuin se malli, joka, joka on sellainen, että siinä syntyy paljon ongelmia myöskin tämän tyyppisiä suullisia kysymyksiä. Kiitos edustaja Miranda ja nyt yksi minuutti edustaja Haasinkamp. Kiitoksia hyvä puhemies. Kaloilla on tietoisuus ja tunteet. Ne voivat tuntea kärsimystä, pelkoa ja stressiä ja kärsen ainakin saavat täysin eurooppalaisessa vesiviljelyksessä. Se, on, se on, ei ole mitään muuta kuin intensiivistä kalaviljelyä. Eurooppalaiset kalaviljelmät tapaavat vuosittain noin puoli miljardia, miljardia kalaa ja kolme triljoonaa tapetaan vielä merillä. Se tapa, jolla näin tehdään, on aivan kammottava. Miltei kaikki kalat tapetaan tainnuttamatta ja ne käyvät pitkän kuolin kamppailun. Turska joutuu pitkään olemaan hengissä, joko jään päällä tai ilmassa. Ja samoin ankeriaat laitetaan vain suolavesi kylpyyn. Komissio on vuonna 2014 esittänyt ehdotuksen, että tämä lopetettaisiin, mutta näin ei ole tapahtunut. Saamme jatkuvasti kertomuksia kautta Euroopan, miten huono tilanne kaloilla on. Milloin aiomme odottaa, milloin saamme odottaa konkreettisia toimenpiteitä? Milloin teemme jotain tämän eteen? Tähän mennessä ei ole tehty yhtään mitään. Ja ehdottomasti haluan vielä lisätä sen, että tuet eurooppalaisen maataloudelle täytyy poistaa. Kiitos edustaja Haasekamp. Ja nyt menettelymään puhujalistaa. Edustaja Keli. Mitä me keskustelemme asiasta, joka on tärkeä. Ja kuten edustaja Flack sanoi, tämä on hyvin tärkeä kysymys. On milloin sitä taas otettu esille. Komissio on maininnut tutkimuksia, on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Ja minusta irlantilainen kollegani on ollut myöskin mukana tässä työssä, joka on ollut erittäin tärkeää. Kalan kysyntä kasvaa vuodesta toiseen mutta villejä kalaa ei ole paljonkaan saatavilla, joten viljelylaitoksia tulee yhä enemmän. Kysymys on teollisuuden alasta, jota meidän pitää olla hyvin tarkkoja sen suhteen, että korkeat standardit säilytetään viljelylaitoksissa ja miten, kuten komission jäsen mainitsi, meidän on tietoisia – myös siitä, miten kalaa kuljetetaan, miksi tehtaisiin, millä tavalla eläimet teurastetaan, jotta ei synny liikaa kärsimystä. Kiitos, edustaja Kelly. Nyt edustaja Zambatski. Puhemies, hyvät kollegat, haluan onnitella kollegaa, joka nosti esille tämän hyvin tärkeän aiheen. Keskustelemme täysistunnossa nyt eh, niistä tuntemuksista, joita kaloilla on, ja kysymme itseltämme, miksi monet kansalaiset eh, suhtautuvat kovin skeptisesti tämän keskustelun seuraamiseen. Kenties kansalaisilla olisi mielenkiintoista tietää, mitä kalat eh, todella kokevat ja tuntevat, ja sitten Kansalaiset kysyvät, miksi he maksavat äh, veroja ja mitä me puolestamme täällä täysistunnossa teemme kansalaisten verorahoilla. Me puhuimme kalojen tuntemuksesta. Kenties olisikin hyödyllisempää, että keskustelisin pikemminkin äh, keskittyisin pikemminkin kansalaisten odotuksiin ja, puhuisin kansalaisten hyvinvoinnista, enkä niinkään puhuisi kalojen tuntemuksista. Vielen Dank, Kiitos kollega Zambatski. Näin menettelymän puhelista on päättynyt. Ja lopuksi puheenvuoron saa vielä kerran komission puolesta komission jäsen Mimitsa. Mr. President. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua ja olen kiitollinen teidän arvokkaista näkemyksistänne. On selvä, että viljelykalojen hyvinvointi asettaa meille useita haasteita ja olen kiitollinen siitä, että meillä on ollut mahdollisuus tästä asiasta keskustella. Mihin suuntaan olemme nyt sitten menossa? Ensinnäkin meidän täytyy kehitellä tieteellistä tietoa, että voisimme paremmin ymmärtää eri lajien tarpeet eri tuotantovaiheissa. Toiseksi meidän tulee ottaa huomioon tuotantojärjestelmien monimuotoisuus Euroopan unionissa suurista viljelmistä pk-yrityksiin asti. Meidän täytyy ehdottomasti myös olla mukana elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja tieteellisen yhteisön kanssa käytävässä rakentavassa vuoropuhelussa. Tavoitteena tässä kaikessa on löytää kestävä ja johdonmukainen lähestymistapa kaikkiin sellaisiin kysymyksiin, joita meillä vesiviljelyssä on, mukaan lukien ne, jotka liittyvät ympäristöön, ja antibioottien ja eläinten hyvinvointiin. Ymmärrän täysin, että eläinten hyvinvointi on kysymys, joka täytyy integroida pitkän aikavälin EU-vesiviljelyalan strategiaan. Ensi vuonna meillä täytyy olla EUn eläinten hyvinvointistrategian lopputulokset käsillä ja se on sitten alkupisteenä tuleville aloitteille eläinten hyvinvointikysymyksissä mukaan lukien viljelyt kalat. Lopuksi haluaisin vakuuttaa teille sen, että komissio säilyttää mm, mielenkiintonsa kalojen hyvinvointiin jatkossakin ja aiomme jatkaa sidosryhmien kehottamista yhteistyöhön tulevien parannusten aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Kiitos komission Mimitsa. Keskustelu on näin päättynyt. Seuraava kohta on sulinen kysymys komissiolle afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeuksista. Aluksi puheenvuoron saa kysymyksen laatija edustaja Kienge. Kiitos puhemies. Käymme tänään keskustelua eurooppalaisten kansalaisten oikeuksista silloin, kun he ovat afrikkalaistaustaisia. Haluamme selkeyttä sosiaaliseen syrjäytymiseen, jotka nämä henkilöt kokevat. Minun tehtäväni on tuoda parlamentin tietoisuuteen kysymyksen osat, jotka ovat mukana myös tässä suullisessa kysymyksessä. Millä tavalla tulisi tämä argumentti huomioida tulevassa parlamentin tekemässä työssä? Puhemies, alkuun haluan korostaa sitä hyvää ilmapiiriä, joka on vallinnut kansalaisoikeuksien valiokunnassa, kun sovimme siitä, että laadimme päätöslauselman lopullisen version. Se tulisi hyväksyä seuraavassa parlamentin istunnossa. Tehokkaan välityksen ansiosta, jota Claude Moraes on harjoittanut, olemme saaneet päätöslauselman hyvän sisällön. Hyvin vakuuttavalla tavalla ALDE, QE ja vihreät osallistuivat ja myös kansanpuolue. Totta kai ristiriitojakin työssä oli, kun virallisesti tunnustetaan afrikkalaistaustaisten ihmisten historia ja se, että mahdollisesti tarvitaan korjaavia toimia ja julkisia anteeksipyyntöjä ja taiteellisia teoksia tulisi palauttaa Afrikan maihin silloin, kun kyse on siirtomaavallan aikaisesta anastamisesta. Niin ikään täytyy ajatella siirtomaajan arkistoja. Tässä komission tulisi aivan erityisesti huolehtia näistä argumenteista ja edistää kansalaisuutta niiden kansalaisten osalta, joilla on afrikkalaistausta. Nämä olivat ne kysymykset, jotka nousivat esille keskusteluissamme valiokunnassa. Ja voimme olla aika lailla tyytyväisiä siihen lopulliseen versioon, joka nyt meillä on edessämme päätöslauselmassa. Haluaisin hetken vielä käsitellä tämän aiheen tärkeyttä ja miten olemme päätyneet käsittelemään tätä kysymystä. Kyse on eurooppalaisten kansalaisten tasa-arvoisuudesta ja kansalaisoikeuksien toteuttamisesta silloin, kun puhumme afrikkalaistaustaisista kansalaisista. On kunnioitettava perusihmisoikeuksia näissä asioissa. On taattava myös moninaisuus, ihmisen äh, koskemattomuus. Kaikilla on tähän oikeus me lähdemme liikkeelle aivan perustasosta myös politiikassa ja Euroopassa vaikkakin teoreettisesti olemme käsitelleet äh, kansallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä, niin edelleenkin on seikkoja, jotka äh, ovat haitallisia kansalaisten elämässä silloin, kun he ovat afrikkalaistaustaisia tarvittaisiin perusoikeusvirastossa aivan erityistä tutkimusta ja tätä tutkimusta on tehty, joka on nostanut esille eh, rasismin, eh, joka suuntautuu eh, mustaihoisiin ihmisiin. Ja meillä on myös muukalaisvastaisuutta, joka kohtaa eurooppalaisia kansalaisia ja ajaa heidät ikään kuin yhteiskunnan reunamille. Mikään ala ei voi olla tälle immuuni. Erityisesti oikeuksia äh, rikotaan kotona. Pitäisi olla oikeus säälliseen työhön ja koulutukseen olemme nähneet Euroopassa myös apartheidin palaamisen, eli todella lapsia äh, syrjitään äh, silloin, kun he ovat afrikkalaistaustaisia, heitä syrjitään esimerkiksi päiväkodissa tai ruokalassa tai perustetaan erillisiä luokkia heille kouluun. Libe-valiokunnassa nostin esille myös historialliset yhteydet eurooppalaisten maiden kesken, jotka nyt ovat äh, jäsenvaltioita unionissa ja toisaalta afrikkalaisten valtioiden välillä. Historiallisissa suhteissa on usein käynyt niin, että on käsitelty keskiajan jälkeisiä tapahtumia ja menty, jo, menty kauemmaksikin historiassa. On käsitelty esimerkiksi orjuuden kautta. Ja usein parlamentissa ja myös yhteiskunnassa maahanmuuttokysymykset ovat äh, hyvin tärkeinä esillä globalisaation yhteydessä ja näistä keskustellaan äh, eriävien näkemysten kautta afrikkalaistaustaisten kansalaisten oikeuksien tulisi olla keskeisessä roolissa tässä keskustelussa niin, että voisimme tarjota myös korjaavia toimia silloin, kun niitä tarvitaan. Joskus kollegat ovat hämmästyneitä, kun olen todennut, että myös Euroopassa on rasismia. Se koetaan lähes täysin amerikkalaiseksi ilmiöksi meillä on rasisteja ja äh, muukalaisvastaisia ja jotkut Kiitos edustaja Kienge. Nyt komission puolesta puhuu komission sen Dombrovskis. Uh, Mr. Chair, uh, honorable... Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa siitä, että se on kiinnittänyt huomiomme tähän kysymykseen. Komissio on ollut huolissaan syrjimisen korkeasta tasosta ja on erityisesti sanottu, että se kohdistuu afrikkalaistaustaisiin ihmisiin Euroopassa, kuten äskettäinen perusoikeusviraston tutkimus osoittaa. Kun pyrimme torjumaan afrofobiaa ja muita rasismin muotoja, ja tämä löytyy selkeästi komission politiikasta, joka on rasismia vastaan ja mukaisvihaa vastaan, niin tämä on todellinen prioriteetti meille EU-toimet tällä alalla sisältävät erilaisia toimenpiteitä mukaan lukien jatkuva transponoinnin valvonta, kuten myöskin relevantin EU-lainsäädännön täytäntöönpano, varsinkin myös rasismin torjunta. Viime vuosina olemme työskennelleet voimakkaasti, jotta voisimme tarjota kansallisille viranomaisille ohjenuorat sen suhteen, millä tavalla voidaan tehokkaasti täytäntöönpanna tätä lainsäädäntöä. Olemme myös keskustelleet viharikoksiin, tasa-arvoon, vihapuheen levittämisen. Ja viime marraskuussa julkaisimme edelliset ohjeemme EUn puitepäätöksen yhteydessä, joka koski rasismia, joka toimii hyvänä työkaluna, kun pyritään auttamaan kansallista lainvalvontaa ja oikeusviranomaisia, kun pyritään paremmin täytäntöön panemaan vihapuhelainsäädäntöä tuolla kentällä. Lippuleva-aloitteet, kuten esimerkiksi käyttäneohjeet, ohjeet vihapuheesta internetissä ovat myös tärkeässä asemassa, kun pyritään konkreettisesti viemään näitä asioita eteenpäin. Kaikki nämä horisontaaliset aloitteet ovat avainasemassa, kun pyrimme estämään afrofobiaa ja muuta tapaista rasismia. Mutta afrofobian tunnistaminen on erityisenä rasismin muotona tärkeää. EU-korkeatason ryhmän keskustelun seurauksena, jossa käsiteltiin rasismin torjuntaa, julkaistiin asiakirja viime marraskuussa. Ja näiden keskustelujen lopputuloksena julkaisimme tämän asiakirjan, jossa tarjotaan siis katsaus näihin pääkysymyksiin, joita eri sidosryhmät ovat ottaneet esille, eri esteet, ennakkoluulot ja muut esteet, jotka ovat afrikalaistaustaisilla edessä kaikkialla Euroopassa. Tältä pohjalta otamme räätälöityjä toimenpiteitä käyttöön, jotta voidaan välttää syrjäytymistä ja edesottaa näin yhteisön asemaa. Toivottavasti tästä asiakirjasta on hyötyä, kun pyritään toimimaan kansallisella tasolla. Toivottavasti siitä on hyötyä myös sidosryhmille ja muille. Jään odottamaan mielenkiinnolla keskustelua täällä Euroopan parlamentissa, joka sitten myöskin heijastuu päätöslausumassa. Kiitoksia. Kiitos komission Dombrovskis. Nyt puolitoista minuuttia edustaja Faria. Kiitos puhemies. Komission jäsen taisteltaessa isolensoitunutta rasismia vastaan on YK julistanut tämän vuosikymmenen vuosikymmenen, joka koskettaa afrikkalaistaustaisia henkilöitä. Euroopan yleensä näitä henkilöitä syrjitään sekä sosiaalisesti että oikeudellisesti. Ja he eivät tärkeää, että voisivat, voitaisiin päästä eroon tästä syrjinnästä. Tämä on todellakin suuri häpeä näitä kaikkialla Euroopassa, omassa maassanikin, jossa he ovat taloudellisesti eri, ja sosiaalisesti erittäin haavoittuvassa asemassa. Tietysti on monia raportteja rasistista, joka liittyy poliisin toimintaan, jopa väkivallan tapauksista. Portugalissa heitä kohdellaan edelleenkin kuin maahanmuuttajia ja nekin, joilla on oikeus kansalaisuuteen, niin heidän oikeuksia on rajoitettu. Siksi on olemassa insinuaalista rasismia. Me tarvitsemme eurooppalaiset puitteet kansallisilla strategioilla, joka liittyy afrikkalaistaustaiden henkilöiden integraatioon. Meidän pitäisi edistää poliittista voimistamista, taistella äh, afrikkalaisfobiaa vastaan ja viharikoksia vastaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ei ole syrjintää kansalaisten välillä ihonvärin, sukupuolisen suuntautumisen tai taustasyistä tai muista syistä EU pitää olla solidarisuuden ja yhtenäismaisuuksien alue, joka, jossa tämä koskee kaikkia. Ei saa olla syrjintää silloin, kun kysymys työpaikoista tai terveydenhuollosta. Kiitos edustaja Faria. Ja nyt kaksi ja puoli minuuttia edustaja Kienke. Grazie. Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että toimi elinten tehtävänä on muistuttaa, että rasismi on kiellettyä. Hyvin usein yhteiskunnassa vallitsee ikään kuin syyllisyyden olettama. On järkyttäviä tilanteita. Lähestulkoon pandemia vallitsee Euroopassa. Stereotyypit ovat edelleenkin voimassa ajatellaan, että joku henkilö on väistämättä syyllinen silloin, kun puhumme afrikkalaistaustaisesta. Usein äh, nämä ihmiset todella kokevat äh, väärinkohtelua. Puhun tässä nyt aivan omistakin kokemuksista. On kovin vaikeata puhua näistä tuntemuksista sen takia, että aina oletetaan, että henkilö on syyllinen ja sitten helposti ajautuu jonkinlaiseen uhrin asemaan. Puhemies, Täytyy tunnustaa se, että usein afrikkalaistaustaiset kokevat olevansa syrjäytyneitä pelkästään ihonvärinsä takia. Toki tämä voi olla myös jonkinlainen kollektiivinen harhakäsitys, että kokee, että tulee profiloiduksi Euroopassa ja on vihapuheen kohteena jos vaikkapa afrikkalaistaustainen hakee eh, asuntoa, niin eh, hän on toiminut aivan oikein, niin kuin kaikki muutkin, eikä silti saa asuntoa. Voi epäillä, mitä tässä on taustalla. Entäpä poliisin toiminta? Eh, suhteessa afrikkalaistaistaisiin. Kysytään usein henkilöllisyyspapereita ja epäillään kansalaisuutta. Eli missä on oleskelulupa, poliisi kysyy. Tällaisia tapauksia on lukemattomia. Parlamentti toimii hyvin avankardistisesti ja puuttuu myös puheen rasismiin salissa. Kyse on kaikista miehistä ja naisista, koko ihmiskunnasta. Kiitos. Kiitos, edustaja Kienge. Ja nyt yksi minuutti, edustaja Jurek. Herr president. Äh, Herra puhemies. Europejski jest marksizm kulturowy który od klasycznego marksizmu różni się tym że w miejsce starych pojęć. Kun puhutaan e, siitä, että meillä ei ole riittävästi toimenpiteitä, se on aivan totta. Ihan selkeästi ei, tähän asiaan ei ole pureuduttu riittävästi. Eli tällainen toimimattomuus on syynä siihen, että meillä on niin paljon syrjintää. ja se myös lisää erilaista vastakkainasettelua yhteiskunnassa. Erityissäännösten käyttöönotto ei taas ole tyypillistä. oikein toimivalle yhteiskunnalle. Varsinkin meidän tulisi katsoa sitä, millä tavalla voitaisiin ottaa käyttöön sellaisia vankkoja säännöksiä, joita voitaisiin soveltaa, jotka heijastelisivat meidän periaatteitamme, meidän kristillisiä arvojamme. Mutta emme halua sellaista kulttuuria, joka lisää vain yhteiskunnallisia konflikteja. Kiitos edustaja Jurek. Ja nyt poliittisessa minuuttia edustaja Jakovcic. Ja, dank, herr Kiitos puhemies. Me elämme aikoja, jolloin populismi kasvaa, samoin kuin viha ja epätotuuksien kertomista pidetään täysin luonnollisena. Nationalismi myös lisääntyy voimakkaasti. Ja tilanne on sellainen, että myös homofobia alkaa tulla näkyväksi, afrofobia alkaa tulla näkyväksi. Ja tällaisena aikana Euroopan parlamentin puhemies. on aliarvioimassa tapahtumia, joita tapahtuu Mussolin aikana ja hänen rasistista toimintaansa. Onko nyt niin, että aikana oli merkitystä huolissamme yhteiskunnasta, jota me olemme luomassa, niin eikö silloin pitäisi kysyä, että ihmiset, jotka pitääkö ihmisiä vihata toisiaan, etnisen taustan, ihonvärin tai muusta syystä. Ja tämä on sellainen kysymys, jonka kollega Kinke esitti, on erittäin hyvä. Minä haluan uskoa, naivisti, mutta haluan siis uskoa, että tällä planeetalla on vielä mahdollisuutensa. Sillä on mahdollisuus. Nimittäin minäkin olen Euroopan parlamenttiin liittyessäni halunnut toimia Euroopan arvojen puolesta, joita ovat suvaitsevaisuus ja yhteinen kulttuuri. Kiitos. Kiitos edustaja Jakovcic. Ja yksi minuutti edustaja Vergia. Kiitos puhemies. Ensimmäistä kertaa täysistunnossa käsittelemme afrofobiaa, rasismia, joka pohjautuu ennen kaikkea ihmisen ihonvärille. Kyse on äh, maahanmuuttajista ja eurooppalaisista, jotka ovat olleet täällä jotkut jo monen sukupolven ajan. On aivan erityistä rasismia äh, mustaihoisia kohtaan kun ajatellaan Euroopan mantereen historiaa ja sen väkivaltaisuutta suhteessa Afrikkaan, äh, orjuutta, ihmiskauppaa, kolonialismia ja uuskolonialismia. Tämä näkyy myös tietyssä poliittisessa keskustelussa, ennen kaikkea kun kyse on äh, Afri- Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Kyllä meidän tulee tuomita tämä keskustelu. Puhutaan rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kun huomioimme tämän rasismin monimuotoisuuden, niin se näyttää vain äh, laajenevan myös toimielimissä. Täytyy hyväksyä se, että muutos on ikuista ja täytyy muistaa ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja tehtävä kaikki välttämätön. Me oh, olemme mustaihoisia ja sillä on merkitystä. Kiitoksia kollega Vergier. Seuraava puhuja on kollega Pospisil puolitoista minuuttia. paní předsedající já se chci také. kiitoksia puhemies. Minäkin olen mukana tässä suullisessa kysymyksessä komissiolle. Kuten kollegat totesivat, kyseessä on erittäin tärkeä aihe. Muukalaisvihan ja rasismin torjunta, kuten myöskin EU-kansalaisten suojaaminen silloin, kun he ovat afrikkalaistaustaisia. Heihin kohdistuu usein syrjintää. Erittäin tärkeä aihe siis. Ja se ansaitsisi muunkin paikan kuin viimeisen paikan täällä torstai-iltapäivän täysistunnossa. Meidän tulisi kiinnittää vielä enemmän huomiota näihin kysymyksiin. Ymmärrän, miten tämä komissio, vaikka komissio on ilmaissut, että se tekee jotain, ei aio juurikaan sen kummemmin hoitaa tätä asiaa enempää, mutta seuraavan komission täytyy olla tiukempi rasismin ja muukalaisvihan suhteen. Sen tulee pyrkiä siihen, että, että se ottaa mukaan yhä enemmän haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia yhteiskuntaa. Me on äärimmäisen tärkeää, että myönnämme tämän, että myönnämme, että eurooppalaisessa yhteiskunnassa on sisärakennettua rasismia. Ja että afrikkalaistaustaiset kansalaiset usein joutuvat syrjinnän uhriksi. Ei pelkästään kansallisvaltioiden, vaan myös komission täytyy kiinnittää tähän huomiota sekä toimielimellisesti että rahoituksellisesti. Tämä on tärkeä osa myös budjettipolitiikkaa. Kiitoksia. Puhemies, kiitoksia. Kollega Pospisil. Kollega Jambatski, minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, Tämäpä onkin mielenkiintoinen suullinen kysymys. Afrikalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet Euroopassa. Kysymys varmasti on tärkeä. Yksi tärkeistä kysymyksistä, josta on keskusteltava. Minä kuitenkin edustan Euroopan parlamentissa Bulgarian kansalaisia ja katson, että bulgarialaisten oikeudet ovat aivan yhtä tärkeitä. 500 000 ihmistä on joutunut jättämään kotimaansa, joutuu jättämään, jos hyväksymme Macronin paketin. Totta kai kunnioitan kaikkia. Elämme vapaassa yhteiskunnassa, kaikki voivat puolustaa omia näkemyksiään, mutta katson, että afrikkalaistaustaisten henkilöiden kysymykset tulisi käsitellä Afrikan mantereella. Meidän tulee huolehtia omista kansalaisistamme. Kiitos edustaja Zambatski. Ja nyt menetelmän puhujalistaa edustaja Kelly. Tämä on minusta erittäin tärkeä aihe on ilo, että se on esillä tänään. Kun ihmiset tulevat yhä sivistyneemmiksi, niin tulla yhä rohkaisevan. Miksi tämä on kuitenkin vaikea kysymys on esimerkkejä, jotka osoittavat, että ei välttämättä tapahdu näin, että ihmiset olivat suvaitsevaisemmiksi. Ja tuosta Euroopan parlamentti ottaa sille kysymyksiä ja pyrkisi samaan aikaan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta kautta Euroopan kaikille. Etenkin Afrikataustaisille ihmisille. Heillä pitäisi olla samat mahdollisuudet työllisyyteen, heihin ei se kohdistua vihapuhetta eikä viharikoksia. Tämän pitäisi koskea kaikkia elämänaloja. Äskettäin olen nähnyt, miten afrikkalaisissa ihmisiä ja muita on kiusattu vain heidän rotunsa vuoksi. Euroopan parlamentin ja Euroopan sinistöiden täytyy olla johtavia siinä, että tämä saadaan loppumaan, koska näinä aikoina meillä täytyy taata tasa-arvo kaikille miehille, naisille, afrikkalaistaustaisille ja sellaisille, jotka eivät ole afrikkalaistaustaisia. Mutta tämä on asia, jota myös seuraavan parlamentin tulee käsitellä. Kiitos. Äh, Kiitos. Ja nyt edustaja Ward. Unfortunately, racism... Valitettavasti rasismi on edelleen todellisuutta Euroopassa. Syrjintä on laajalle levinnyttä, kun se kohdistuu afrikkaistaustaisiin. Mustat naiset ja LGBTI plus ihmiset joutuvat erityisen hankalan tilanteeseen, kun he ovat syrjinnän risteyksessä, joka pohjautuu sekä sukupuoleen että rotuun. Koulutusmahdollisuudet ja kaikki muutkin mahdollisuudet ovat paljon kauempana afrikkalaistaustaisille ja tilanne vain huononee, kun esimerkiksi katsotaan värillisiä transnaisia, joihin kohdistuu aivan uskomaton määrä väkivaltaa. Rasismi pohjautuu kolonisaatioon ja Afrikan maiden hyväksikäyttöön lännen toimesta. Meidän tulee hyväksyä, että tämä on edelleen todellisuutta tänä päivänä, kuten tässäkin keskustelussa on saatu nähdä. Ja kun kansainvälinen rasismin eliminoinnin päivä on lähestymässä. Tiedän, että monet aktivistit tulevat kaduille vaatien rasismitonta maailmaa. Me emme saa jättää huomiota niiden eurooppalaisten päivittäistä elämää, jotka ovat afrikkalaistaustaisia. Ja Batskin täytyy ymmärtää, että me kaikki olemme samasta DNAsta tehtyjä. Kiitos edustaja Ward. Ja lopuksi edustaja Sosnjens. Ja przyszedłem na tę debatę z ciekawości, słuchajcie, o co wam tutaj chodzi. Niin. Tulin kuuntelemaan tätä keskustelua, koska halusin tietää, mistä on kyse, mutta eihän tässä ollutkaan ollenkaan siitä kyse, mitä luulin. Kaikki puhujat paitsi kaksi puhujaa keskustelussa käyttävät samoja yleisargumentteja. Eli mistä teidän tietonne oikein ovat peräisin, kun kyse on siitä, että teidän mielestänne tämä ongelma vain pahenee, afrofobia ja homofobia – pikemminkin homoja nykyään ihannoidaan ja ylistetään ja kaikkia perversioita tässäkin parlamentissa vain edistetään. Eli mistä tämä konkreettinen tekijä nyt oikein juontaa juurensa ja mistä tekijöistä meidän tulisi olla huolissaan, kun puhumme tällaisesta aiheesta? Tämähän on aivan aihe. Kyse on siitä, että haluatte vain käydä vaalikampanjaa ennen vaaleja. Kiitos edustaja Sosnjes. Sallitteko kysymyksen edustaja Kiengeltä? Bitte, Frau Kollegin Kienge. Olkaa hyvä, edustaja Kienge. Grazie. Una domanda. Kiitos. Todellakin lyhyt kysymys. Haluaisin, että kollega täällä ilmoittaisi, sanoisi, että Afrikasta valkoiset, tummaikäiset eivät kuulu Eurooppaan. Jos todella hän äh, katsoo näin niin Haluan kuulla, mikä on teidän vastauksenne. Eikö meillä ole osa tässä keskustelussa? No oczywiście, że stanowią. Oni mają prawo brać udział w debacie. W debacie. Luonnollisestikin he ovat osa eurooppalaista yhteiskuntaa. Voivat osallistua keskusteluun. Ja puhua tärkeistä asioista. Ei minä mitään muuta sanonut. Niin, Edustaja Vesä, tämä on kyllä viimeinen sininen kortti, jonka hyväksyn, jos edustaja Sosniens hyväksyy kysymyksen. Olkaa hyvä, edustaja Vesia. Ei tämä ole sininen kortti, vaan työjärjestyspuheenvuoro. Haluaisin, että kuuntelisimme vielä kollegan kommentit uudelleen. Eli hän tässä puhuu homofobiasta, rasismista ja tekee yhteen suuruusmerkin äh, Täytyisi kuunnella nyt uudelleen, mitä hän sanoi, ja ryhtyä myös sanktioihin, jos nyt kuulin aivan korrektisti, mitä hän sanoi. En halua mitään vastausta, vaan vetoan tässä työjärjestykseen. Also, Herr Kollege Sosnier. Edustaja Sosnier, tämä ei ollut sininen kohti. Me emme nyt, otan huomioon siis tämän teidän valituksenne ja me tulemme tarkastelemaan asiaa. Nyt lopuksi keskustelun päätteeksi puheenvuoron saa komission sen Dombrovskis Euroopan komissiosta. Mr. Chair, honorable member. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia työpanoksestanne. Komissio ottaa sen huomioon keskusteluissaan. Haluan vielä kerran todeta sen, että komissio on sitoutunut vahvistamaan ja hyödyntämään paremmin kaikkia olemassa olevia välineitä ja toimenpiteitä rasismin, suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjumiseksi EU:ssa, myös sen, joka kohdistuu Afrikasta taustaisiin ihmisiin. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Dobrovski. Näin keskustelu on päättynyt. Äänestys tapahtuu seuraavassa istunnossa. Olen päättäneet nyt esityksen päätökseen. Pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksytty seuraavalla seuraavassa istunnossa, jos ei ole mitään kommentteja hyväksytyt päätösasemat osoitetaan henkilöille ja elimille, joihin ne on tarkoitettu. Haluan kaikkia kollegoja, jotka ovat olleet täällä näin pitkään, kiittää. Haluamme kiittää myöskin täällä yksiköitä ja etenkin tietysti tulkkeja. Toivotan teille kaikille mukavaa viikonloppua ja hyvää kotimatkaa. Istuntokausi on keskeytetty.